Il presidente! Kolleghe kollegi, e prendiamo posto. Hyvät kollegat, istuudutaan parlamentin nimissä ja henkilökohtaisesti haluaisin esittää surun valitteluni George Floydin perheelle ja ystäville. Hänen kuolemansa 25. toukokuuta on herättänyt, kuten tiedätte, sekä Yhdysvalloissa, mutta myös Euroopassa monia protesteja, jotka osoittavat kaikki, että demokraattisten arvojen suojelu ja ihmisoikeuksien suojelu on perustavanlaatuinen päivittäinen ja välttämätön ähm, tarve. Me pystymme lepäämään vasta, kun Martin Luther Kingin äh, unelma toteutuu ja ihmisiä ei enää tuomita heidän värinsä takia, heidän luonteensa takia. Tämä parlamentti on aina tuominnut kaikenlaisen syrjinnän ja väkivallan ja kunnioittaa oikeusvaltioperiaatetta. Aloitamme tänään täysistunnon ja käymme keskustelua tästä ja haluaisin nyt pyytää teitä pitämään minuutin hiljaisen hetken George Floydin mm, puolesta ja kaikkien rasismin ja syrjinnän uhrien puolesta. Kiitoksia. Kiitos. Haluaisin muistuttaa teitä, hyvät kollegat, että SPAC 3C 50 sali on täysin yhdistettynä täysistuntosaliin niin, että äh, edustajat, jotka eivät äh, löydä paikkaansa salissa, voivat osallistua äh, keskusteluihin. Ne, jotka ovat puhujalistalla, heitä pyydän äh, istumaan täällä salissa ja heidän, siellä, missä, millä paikalla heidän nimensä ja sukunimensä on. Ne ihmis, edustajat, jotka eivät ole puhujalistalla, heidät vahtimestarit lähettävät tähän toiseen saliin ja läsnäolo lista löytyy kummastakin salista. Muistutan teitä, että nenän ja suun peittävän kasvomaskin käyttö on välttämätöntä, mutta puheen saa pitää ilman tätä maskia jos niin haluaa. Pyytäisin, että laittaisitte äänestyskorttinne laitteisiin, jotta mikrofonit toimisivat paremmin ja teidät tunnistettaisiin helpommin. Nyt julistan 27. Mm, toukokuuta keskeytön istunnon alkaneeksi ja toivotan tervetulleeksi Ursula von der Leyen. Täällä on puheenvuoropyyntö. Edustaja Obri, olkaa hyvä. Merci, euh, monsieur. Kiitoksia puhemies. Halu... Anteeksi, että haluan osallistua tähän alkuvaiheeseen jo, kun viit viitataan äärioikeistoon. Päätöslauselma, joka liittyy tähän päätöslauselmaan George Floydista, he syyttävät tässä meidän ryhmämme ja Frans Ansymistä siitä, että rohkaisee ja jatkaa väkivaltaisuuksia ja kannustaa sen Euroopassa. Hassan National-puolue tukeutuu vihan puheeseen, mutta luotan tässä, että jokainen tasavaltainen voima täällä puolustamme tätä vastaan. Tämä peittää itse asiassa hirvittävän rasistista ajattelua, joka löytyy äärioikeiston ideologista ja myös Assemblée National-puolueen historiasta. Me olemme täällä kommunistien seuraajina, jotka ovat puolustaneet vuosismen vastaan, kun taas teidän järjestönne perusti entinen SS-järjestön kuuluva henkilö. Väkivaltaa käytätte hyväksenne, samoin poliisiväkivaltaa, jota peittelette fasistiryhmien toiminta, myös peittelette toimintaa. Teidän väkivaltaisuutenne muistuttaa meitä tästä. Silloin kun ei ole oikeutta, ei ole rauhaakaan. Jatk- me jatkossakin marssimme teitä ja rasmia vastaan kohteena rauha ja suvaitsevaisuus. Kiitoksia. Edustaja Jambaski, olkaa hyvä. Здравия, уважаеми господин председателю. Вземам думата по начина на водене. Kiitoksia, herra puhemies. Käytän puheenvuoroa 157 ja 171 artiklojen mukaisesti. Arvoisa herra puhemies, minun täytyy vastustaa tätä puheaikakysymykseen liittyvää päätöstä. ECR-ryhmä on saanut yhteensä neljä minuuttia puheen aikaa ja jos haluaisin jakaa tämän kollegoilleni, niin jokainen saisi 17 sekuntia puheaikaa. Teidän täytyy varmistaa, että jokainen parlamentin jäsen saa mahdollisuuden osallistua keskusteluun. Tämä on meidän velvollisuutemme. Tiedän, että täällä on ihmisiä, jotka eivät halua kuunnella kaikkia ja kaikkien ajatuksia, eivät ole samalla linjoilla, mutta silti meillä pitää olla mahdollisuus saada ääneni, saada äänemme kuuluviin, mutta silti toivoisin, että meitä ei syytettäisi joka käänteessä kaikista. Kiitoksia. Äh, kyllä on ryhmien puheenjohtajien yhteistyön äh, äh, yhteistyö on tärkeää, jotta puheenvuoro voidaan jakaa. Ja sitten vielä yksi puheenvuoro on pyydetty, olkaa hyvä président. Euh, je tiens tout d'abord... Puhemies, haluan ensinnä kiittää kaikkia niitä, jotka Euroopassa ovat osoittaneet solidaarisuuttaan. Mitä minuun tulee, minä haluaisin kertoa teille ja kollegoille, että olen joutunut poliisiväkivallan kohteeksi Belgian poliisin toimesta. Olen, pidän tätä syrjivänä toimintana ja se, siihen liittyy rasismia. Eilen, kun lähdin pohjoisasemalta, näin yhdeksän poliisia, jotka ahdistelevat kahta nuorta mustaa miestä. Minulla oli puhelin kädessäni, otin kuvan tilanteesta puhelimellani. Se on laillista. Poliisit kääntyivät minun puoleeni ja ottivat puhelimen kädestäni neljä yhdeksästä poliisista, jotka olivat aseet, työnsivät minut tylysti seinään vastaan ja ottivat väkivaltaisesti laukkuni, pitivät minua ki- seinässä kiinni ja yksi poliisi halusi kosketella minua ja etsiä minu, minulta kohtelivat minua nöyryttävällä tavalla. Kun sanoin poliisille, että olin Euroopan parlamentin jäsen, hän ei uskonut minua, kun hänellä oli kuitenkin kädessään minun passini ja parlamentin kulkulupa, Saksan passi. Ja sitten hän pyysi minulta vielä oleskelulupaa Belgiassa. Minä annoin tämän oleskeluluvan otin kulkuluvani laukustani. Tänään tein tästä valituksen syytöksen, koska tällaista poliisiväkivaltaa ei voida hyväksyä. Tämä kokemus hetkenä, kun koko maailma on nähnyt, minkälaisia hirvittäviä seurauksia poliisin väkivaltaisuudesta syntyy, ja oli todella traumaattista, mutta minä olen täällä, vaikkakin vietin koko yön täällä parlamentissa kirjoittamassa, minulla oli rohkeutta lähteä ulos ennen kuin aamulla kello kuusi voitte tarkistaa tämän kulkuluvasta, niin kuinka täällä olin. Pitää siis ryhtyä konkreettisiin toimiin. Ajatellaan monia henkilöitä, jotka eivät ole täältä, jotka eivät ole selviytyneet poliisiväkivaltaisista tilanteista. Kiitoksia. Oli. Sì, grazie. Grazie, onore. Kiitoksia, hyvä edustaja, teidän ilmoituksestanne. Tietenkin olemme teitä, teidän lähellänne eh, tässä hetkessä ja pyydän, että tulisitte toimistooni kertomaan minulle yksityiskohtaisesti, mitä on tapahtunut, niin että voin pyytää selvitystä Belgian viranomaisilta. Uskon, että he olevat, ovat selityksen velkaa. Eh, kiitoksia. Puhemies, hyvät kollegat. Vihreiden puh- ale ryhmän puheenjohtaja, johon kollegamme kuuluu. Ja, mutta myös ihan kansalaisena pelkäläisenä haluaisin sanoa, kuinka tuomitsen tämän toiminnan, johon kotisani johtui Jorva Koman ei ollut mitään rikosta. Jo, poliisien ahdistelu johtuu vain siitä, että hän otti valokuvan, kun poliisit ahdistelivat kahta nuorta tätä, tästä että välttämättä halua poliisien puolta kuulla, mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että ihon väri kollegamme kohdalla ei mit, pahentaa tätä tilannetta. Me tiedämme kaikki, kuinka vaikeaa ja vaativaa poliisin työ on, mutta juuri sen takia, että poliisi on niin tärkeä, tätä kautta valtio käyttää ja harjoittaa väkivallan monopoleja, joka on legitiiminen, jotka kaikki, jotka kantavat un- uniformia, heidän pitää joka hetki osoittaa pidättyväisyyttä ja hyvää toimintaa näin. Kaikki voivat kunnioittaa myös po- poliisia yhteiskunnan noussut rasismia vastaan ja aivan erityisesti tämä koskee värillisiä ihmisiä ja niitä, jotka toimivat järjestänyt valtaa vastaan. Ja Pierit kertoi, että hyvin nämä, tällaista toimintaa ei voi mitenkään hyväksyä. Se on sietämätöntä. Me Pyydämme puhemies, että protestoimme tästä asiasta Belgian viranomaisia vastaan ja tarvittaviin seuraamuksiin myös ryhdytään poliisia vastaan. Kiitos puheenjohtaja otan äh, pyyntönne vastaan. 27. toukokuuta 2020 istunnon pöytäkirja on käytettävissä. Ne onko huomautuksia? suomautuksia ei ole, pöytäkirjan hyväksytty muutamia ilmoituksia. Sen jälkeen kun edustaja Klaus Buchner on ilmoittanut lähtevänsä parlamentista parlamentti työjärjestyksensä mukaan äh, toteaa, että hänen paikkaansa on vapautuu 16. heinäkuuta 2020 lähtien ja ilmoittaa äh, kansallisille vastuuviranomaisille. Vihreä ryhmä on ilmoittanut minulle vastuulle muut, nimitysmuutoksesta valtuuskuntiin. Tämä päätös löytyy tämän istunnon pöytäkirjasta ja astuu tämän ilmoituksen myötä voimaan. Sitten otan huomioon tämänhetkinen COVID-19-tilanne, joka jatkuu ja jotta parlamentti voisi paremmin hoitaa tehtäviänsä yhdessä poliittisten ryhmien puheenjohtajien kanssa. 28. toukokuuta olen päättänyt jatkaa tätä täysistuntojaksoa perjantaihin 19. päivä asti ja jatkaa heinäkuun täysistuntoa äh, keskiviikosta 8. päivä perjantaihin 10. päivä iltapäivään ja näin muutettu kalenteri löytyy parlamentin internetsivuilta. Valiokunta on lähettänyt korjauksen ja artiklan 241.4 mukaisesti työjärjestystä tämä korjaus hyväksytään, ellei 24 tunnin sisällä poliittinen ryhmä tai alhaisen vähimmäismäärän määrä edustajia vastusta tai pyydättää, että tästä äänestetään. Ja tämä korjaus löytyy tämän täysistunnon pöytäkirjasta. ITRE-valiokunta on päättänyt aloittaa eri eh, toimielimen väliset neuvottelut eh, ennen neuvoston ensimmäistä käsittelyä. Viisi eh, parlamentin kannanotto, jotka hyväksyttiin ensimmäisessä käsittelyssä, jotka ovat neuvottelumandaatti, löydettyvät parlamentin internetsivuilta ja ne julkaistaan tämän istunnon pöytäkirjassa. Valiokuntien puheenjohtajakokous on ilmoittanut minulle, ettei se ole saanut mitään vastalauseita Agri- ja Ekon valiokuntien suosituksiin, että ei vastutettaisi delegoituja säädöksiä äh, työjärjestyksen 111.6 artiklan mukaisesti. Nämä suositukset löytyvät täysistun internetsivuilta, jos 24 tunnin sisällä yksikään poliittinen ryhmä ei, tai äh, alhaisen vähimmäismäärän määrä edustajia ei vaadi, että tästä äänestetään, niin ne hyväksytään. Ja sitten torstaina allekirjoitan yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa neljä säädöstä, jotta jotka julkaistaan tämän istunnon pöytäkirjassa. Ja sitten siirrämme esityslistaan. Esitys, lopullinen esityslista luonnos hyväksyttiin torstaina 11. kesäkuuta ja se on teille jaettu katsotaan, mitä muutoksia esityslistaan on. Haluaisin kertoa teille, että olen saanut kolme pyyntöä käyttää kiireellistä menettelyä työjärjestyksen 163 artiklan mukaan, jotta voitaisiin lisätä seuraavat lainsäädäntöehdotukset, jotka liittyvät COVID-19, niin että ne hyväksyttäisiin 17-19 kesäkuun täysistunnossa. Yksi liittyy äm, yhteistyöhön verotusalalla, toinen liittyy äh, ylimääräiseen äh, tukeen äh, maaseuturahastosta COVID-19-epidemian vastatoimena. Ja kolmas on eurooppalainen kansalaisaloite, keruutarkastus- ja tutkintovaiheiden määräaikoja koskevat väliaikaiset toimenpiteet COVID-19-pandemian vuoksi. Lisäksi olen saanut pyynnön työjärjestyksen 204 artiklan mukaisesti mm, liittyen edustaja Delin mietintöön EUn ja Israelin välisen Euro-välimeri-ilmailusopimuksen tekeminen. Hän on pyytänyt, että on pyydetty, että tätä äänestystä lykättäisiin tai siis että se, sitä siirrettäisiin tämän päiväiseen äänestyssessioon. Ja lisäksi meillä on kaksi lausuntoa neuvostolta liittyen äh, kestäviin investointeihin ja samoin äh, maahanmuuttotilastoihin. Näihin ei ole tehty mitään muutoksia eikä ehdotuksia hylätä neuvoston äh, kantaa, eikä ole myöskään tehty muutoksia työjärjestyksen 67-68 artiklan mukaisesti, siksipä nämä eh, säädökset hyväksytään. Ja sitten on ehdotettu seuraavia muutoksia lopullisen esityslistaluonnokseen, mitä tulee keskiviikkoon. Neuvoston ja komission julkilausumat ähm, Euroopan neuvoston 19. kesäkuuta pidettävän kokouksen valmistelu ja edustajien Piri ja Hansen mietintö suositukset Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa uudesta kumppanuudesta käytäviä neuvotteluja varten. Nämä käsitellään yhteiskeskustelussa joka käsitellään iltapäivällä toisena asiana esityslistalla sen jälkeen, kun on käsitelty neuvoston ja komission julkilausuma rasismin vastaiset mielenosoitukset George Floydin kuoleman johdosta. Sitten torstai. Meillä on kolme julkilausumaa komission vahraan puheenjohtajalta, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealta edustajalta, nimittäin COVID-19-kriisin ulkopoliittiset seuraukset. Tämä toinen käsittelee Kiinan kansantasavallan hyväksymää Hongkongin kansallisen turvallisuuden lakia ja EUn tarvetta puolustaa Hongkongin laajaa autonomiaa. Ja kolmas asia on EUn toimet vastauksena länsirannan mahdolliseen liittämiseen Israeliin. Nämä kolme kysymystä käsitellään yhteiskeskustelussa ja tämä on heti aamun ensimmäinen asia huomenna esityslistalla. Sen jälkeen on kaksi, kahden mietinnön lyhyt esittely. Herra Austrevitsutsen mietintö Euroopan parlamentin suositus itäisestä kumppanuudesta ennen kesäkuussa 2020 pidettävää huippukokousta. Ja sitten edustaja Pikulan mietintö Euroopan parlamentin suositus Länsi-Balkanista vuoden 2020 huippukokouksen jälkeen. Ja näitä asioita käsitellään yhteiskeskustelussa. Se on sitten kolmas asia äh, aamupäivällä sen jälkeen, kun meillä on ollut neuvoston ja komission julkilausumat disinformaatiokampanjoiden torjunta covid-kriisin aikana ja vaikutus sananvapauteen. Ja lopuksi haluaisin kertoa teille, että koska äh, meillä on hyvin paljon tarkistuksia ja hyvin paljon erillisiä ja kohta kohdalta äänestyksiä. Siksi eh, äänestykset jakautuvat eri äänestys eriin. Ja tiedot äänestyksestä löytyvät parlamentin internetsivuilta kohdasta eh, tietoja ja tärkeitä asiakirjoja. Vastustaako kukaan? Jos vastustusta ei ole, niin sitten nämä muutokset hyväksytään. Sitten menettely lykätä edustaja Delin äh, tai siirtää ero Delin mietinnön hyväksyntää EUn ja Israelin välisen euro-välimeri-ilmailusopimuksen tekeminen työjärjestyksen 196 artiklan mukaisesti, niin esittelijän lisäksi voi puhua ainoastaan henkilöpuolesta tai vastaan ja sitten valiokunnan puheenjohtaja. Haluaako joku puheenvuoron tästä asiasta? Annan puheenvuoron edustaja Delille, joka esittelee tämän äänestyksen siirtämispyynnön. Olkaa hyvä. I would like to support Kiitoksia, herra puhemies. Minä siis tuen tätä lykkäysehdotusta ilmailusopimukseen liittyen. Tämä ratifikaatio ei vaikuta käytännössä oikeastaan mihinkään, sillä tämä sopimus on ollut jo vuodesta 2013 väliaikaisesti voimassa, mutta nyt jos otetaan huomioon Israelin suunnitelmat ottaa länsiranta osittain haltuunsa ja tämä on kansainvälisen lain vastaista ja tämä on jo melkoinen myöskin poliittisesti tärkeä asia, joten tämänhetkinen ratifiointi tarkoittaisi sitä, että Euroopan parlamentti epäjohdonmukaisesti asiaa käsittelee. Tämä on myöskin isku kahdenkeskisille suhteille ja EUn pidemmän aikavälin suhteille Eli tällä tavalla ei kannata lähteä konfliktin tielle. Israelin toimet johtavat vain ainoastaan palestiinalaisten ärtymistä entisestään, joten meidän ei tulisi hyväksyä tällaista kansainvälisen sopimuksen loukkausta. Ja toivoisin, että kollegat ovat valmiita lykkäämään tämän päätöksen hyväksytä. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Dalli. Äh, haluaako joku puhua tätä äh, ehdotusta vastaan? Äh, esitteli, olkaa hyvä. Uh, Mr. President, Puhemies, hyvät kollegat, esittelen minun täytyy sanoa, että tämä sopimus odottaa on odottanut hyväksymistä jo aivan liian kauan, niin me kaikki tiedämme, kuinka vaikka tilanne ilmailualalla on tällä hetkellä. Joten tällainen sopimus kuin tämä ensinnäkin toisi oikeudesta varmuutta työntekijöille, auttaisi yrityksiä ja auttaisi suojelemaan matkustajia. Ei pidä unohtaa tätäkään puolta. Ja kaikki jäsenvaltiot ovat jo ratifioineet tämän. En voi sanoa mitään tästä faktasta tavallaan, että kaikki jäsenvaltiot ovat jo näin tehneet, joten minun mielestäni tämä on viimeinen silaus, jota me, joka kuuluu meille. Ja minun täytyy sanoa, että Euroopan parlamentin ei pidä tulla tässä esteeksi. Olemme aina etsineet ratkaisuja, emme halua olla osa ongelmaa, joten pyydän, säilytetään, säästään tämä sopimus ja pidetään se esityslistalla mukana. Kiitoksia. Kiitoksia esittelijällä. Haluaako joku äh, puhua tätä vastaan? Ei. Mennään eteenpäin. Sitten nämä kolme pyyntöä käyttää kiireellistä menettelyä 163 artiklan mukaan, josta äänestetään tänään ensimmäisessä äänestyserässä, niin voimme kuulla ainoastaan näiden kiireellisyyspyyntöjen esittelijöitä ja vasta, yhtä vastapuhujaa, samoin näiden valiokuntien puheenjohtajia. Haluaako joku puheenvuoron Ekonin pyynnöstä? Ei. Ah, olkaa hyvä, kollega. Mr. President, our request... Arvoisa puhemies. Puhemies, Ekon... Ekon Ekon valiokunta on pyytänyt minua ilmoittamaan seuraavaa. 8.5. komissio on pyytänyt hallinnolliseen yhteistyöhön liittyen hyväksymään 3 plus 3 järjestelmän koskien rahoituslaitoksia ja että ne toimivat direktiivin mukaisesti. Tämän direktiivin voimaan astuminen tapahtuu ensimmäinen heinäkuuta 2020. Tässä on noudatettu hyväksyntämenettelyä. Neuvosto ei voi hyväksyä kantaansa ilman Euroopan parlamentin kannanottoa. Neuvosto on Koreperissa valmis hyväksymään yhteisen näkemyksen. Tämä oikeastaan hyväksyttiin jo kesäkuussa ja puhemies sai tästä ilmoituksen ja parlamenttia pyydettiin ottamaan asiaan kantaa kesäkuun loppuun mennessä. Ekonin koordinaattorit ovatkin tästä syystä sopineet pikaisesta menettelystä ja soveltaa tähän asiakirjaan liittyen 163 mukaista menettelyä. Kiitoksia. Eh, Kiitoksia edustaja Epping. Seuraavaksi edustaja Mano Obri. Per un intervento contrario alla richiesta. Hän haluaa vastustaa tätä Ekonin ehdotusta. Merci beaucoup, monsieur le Kiitoksia puhemies pankkilopauksen alaisena komissio pyytää, että kiireesti äänestetään tästä asiasta ja mitä tulee veroavoimuuteen, ja me kuitenkin tarvitsemme kipeästi, että voimme toimia veronkiertoa vastaan. Tämä parlamentin halventaminen jota pakotetaan toimimaan varsin nopeasti ilman, että tätä käy valiokuntakäsittelyä läpi näin tärkeässä kysymyksessä. Ja täytyy todella tiukasti, että tätä ei varmaankaan voida hyväksyä. Meidän ryhmä tietenkin tulee äänestämään tätä menettelyä vastaan ja vetoa kaikkiin ryhmiin tänään asiassa. Tällä Tämä on sy- oireellista toimintaa tämän hetken komissiolta, kun pyritään toimimaan verenkiertoa vastaan. Terveyskriisi on tässä tavallaan vain tekosyynä, jotta jälleen lykättäisiin sitä, ottaisiin käyttöön välineitä, joiden kautta lopultakin päästäisiin eteenpäin komission mukaan. Pitää vetää se johtopäätös, että on kiire odottaa, kiire odottaa, eikä tehdä yhtään mitään veronkiertoa veronkiertoa ja välttelyä vastaan. Kuitenkin jäsenvaltioiden pitää nyt käyttää välittömästi miljardeja euroja pelastaakseen talouden, jotta voidaan pelastaa työpaikkoja, yrityksiä. Ja enemmän kuin koskaan on aika saada näitä satoja miljardeja joita menetetään veronkierron takia kaikkialla Euroopassa rahamiehet aina löytävät hyviä tekosyitä lykätä niitä loputtomiin meidän ei pidä helpottaa heidän tehtävämme. Hyvät kollegat, me täällä laadimme lakeja Euroopassa, eivätkä eurooppalaiset lobbarit kiireellistä on sen sijaan alkaa vastustaa näitä lobbareita ja toimia Euroopan kansalaisten etujen muka- mukaisesti. Kiitos. Haluaako joku salissa puhua agrivaliokunnan pyynnöstä? Annan puheenvuoron edustaja Vaitsille. Hän puhuu tätä agrivaliokunnan pyyntöä vastaan. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. On aivan selvää, että on aika myös meidän maatiloille Euroopassa antaa tukea tässä kriisissä ja kun niiden tulot ovat vähentyneet, mutta oikeastaan meillä on yhteisessä maatalouspolitiikassamme kriisivaranto. Kuitenkin sekä neuvosto että muistaakseni oma eh, mm, jäsenvaltioni Itävalta on vastustanut kriisivarannon käyttöä ja tämä varmaan johtuu siitä, että suuryritykset olisivat saaneet suhteessa paljon vähemmän kuin pienet eh, tilat, mutta voin vain olettaa, että näin on. Se, mikä eh, on totta, on se, että me nyt sitten käytämme määrärahoja toisesta pilarista. Määrä varoja, joita käytetään ilmastonsuojeluun ja ympäristönsuojeluun, ja joka oli tarkoitettu alueellisten yhteisöjen tukeen, sitä me haluamme käyttää ja vihreä ryhmän mielestä tämä ei ole riittävää. Kun komissio on kuitenkin sanonut, että jos me äh, jäsenet täällä parlamentissa teemme tarkistuksia, niin sitten tämä ehdotus vedetään pois ja se tarkoittaisi, että meidän viljelijämme eivät saisi laisinkaan tukea Euroopan unionissa, niin haluaisin äh, kaikista huolimatta, vaikka olen huolissani tästä kiireellisestä menettelystä, vedota ryhmääni, että emme äänestäisi tätä vastaan. Kiitoksia edustaja. Haluaisiko joku puhua AFKO-valiokunnan pyynnöstä? Edustaja Vintse, olkaa hyvä. Puolesta vai vastaan? Puolesta, olen esittelijä. The pandemic uh, had a serious impact on Herra puhemies, pandemia on vaikuttanut huomattavassa määrin kansalaisaloitteisiin, todellisia allekirjoituksen hankkeita ei voitu toteuttaa. Meidän täytyy tukea heitä ja meidän täytyy varmistaa, että osallistava menettely voidaan taas pikaisesti ottaa käyttöön. Kansalaisten huomioiminen on erittäin tärkeää, jos halutaan vahvistaa unionia. Minä toivoisin, että täällä hyväksyttäisiin 163 artiklan mukainen kirjallistetty menetelmä. Me olemme tyytyväisiä komission ehdotukseen väliaikaisten menetelmien käyttöön ottamiseksi, näiden allekirjoitusten verifioimiseksi, niin kuin 788 2019 asetuksessa sanotaan, joka käsittelee kansalaisaloitetta ja tämä kaikki pandemian vaikutusten takia. Näinhän enemmistö hyväksyikin täällä Euroopan parlamentissa. Kiitoksia esittelijälle. Haluaako joku vastustaa? Ei. No sitten työjärjestys on näin päätetty. Ja nyt siirrymme keskusteluihin. Ensimmäinen äh, liittyy rasismin vastaisiin mielenosoituksiin George Floydin kuoleman johdosta. muistutaan jäseniä siitä, että äh, kaikissa näissä keskusteluissa ei oteta puhujia puhujalistan ulkopuolelta eikä myöskään sinisen kortin kysymyksiä. Ja äh, kiitän, että ministeri Brinnets on täällä ja annan hänelle nyt puheenvuoron neuvoston nimissä. Thank you. Kiitoksia puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Kiitän, että kutsutte puheenjohtajavaltion jakamaan näkemyksiään rasismista, joka on ajankohtainen aihe tällä hetkellä. Brutaali George Floydin murha oli järkyttävä ja se on herättänyt mielenkuohua ja protestointeja ei vain USAssa, vaan ympäri maailmaa. Haluaisin aluksi ilmaista Kroatian puheenjohtajavaltion nimissä, neuvoston nimissä syvän osanottoni George Floydin perheelle ja ystäville. Sanon nyt suoraan ja selvästi, että me olemme solidaarisia uhrien kanssa, jotka ovat joutuneet rasismin uhreiksi ympäri maailmaa mustilla ihmisengillä on merkitystä ja syrjinnällä ei ole mitään tilaa meidän yhteiskunnissamme. Tapahtumat synnyt, tapahtuma synnytti mielenosoituksia ja herätti keskustelua poliisin toimista, joka suhtautuu mustiin amerikkalaisiin ja mikä heidän paikkansa on yhteiskunnassa. Jokaisen maan historia ja huomioon ottaen, konteksti huomioon ottaen tämä tilanne on sellainen, jota ei voida siirtää suoranaisesti Eurooppaan tasa-arvo, ihmisarvo, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, suvaitsevaisuus, sukupuolten tasa-arvo, syrjinnän kieltäminen ovat perustavanlaatuisia arvoja EU:ssa. Meillä on välineitä, joilla toimii rasismia vastaan tässä tärkeässä roolissa on perusoikeuskirja, joka suojelee kansalaisia minkälaista syrjintää vastaan, joka perustuu rotuun, etnisen alkuperään, uskontoon, ihonväriin tai uskomukseen. Äh, äh, Direktiivi rasismin tasa-arvoisuudesta, yhtäläisestä kohtelusta, juridisesta suojelusta, joka liittyy syrjintään, on avainväline EU-tasolla, jota voimme käyttää tässä voidaan laajentaa tietysti suojelua, mutta tätä kautta myös ihmisoikeusrakenne muuttui Euroopassa ja vaaditaan kaikilta jäsenvaltioilta sitä, että ne nimeävät paikalliset tahot, jotka edistävät yhtäläistä kohtelua. Puheenjohtajavaltio on vahvasti sitoutunut rasismin vastaiseen toimintaan. Tämän takia olen todella iloinen voidessani ilmoittaa, että on 20. vuosipäivä siitä, kun hyväksyttiin tämä ratkaisevan tärkeä lainsäädäntöväline, jonka tässä olet toiminut yhteistyössä Euroopan verkoston kanssa komission neuvosto 29. kesäkuuta. Juuri sinä päivänä, kun direktiivi hyväksyttiin neuvostossa, niin silloin Kroatia järjestää tämän muistotilaisuuden. Tähän mennessä EU on kehittänyt vahvaa juridista puitteistoa mukaan lukien erityinen lainsäädäntö, joka koskee sitä, miten toimitaan suvaitsemattomuutta ja vihaa vastaan, niin kuin 2008 puitepäätös, rasismin vastainen toimista ja mukaan vihan vastainen toiminta vuonna 2016 kesäkuussa jäsenvaltiota kehotettiin varmistamaan, että ne todellakin siirtävät kaiken tämän kansallisen lainsäädäntöönsä ja muun lainsäädännön, joka liittyy viharikoksiin. Tämän lisäksi kaikkia jäsenvaltioita pyydetään kehittämään tehokkaita keinoja raportoida ja varmistaa, että kunnolla rekisteröidään viharikokset. 2007 lokakuussa neuvosto hyväksyi toimenpiteitä, joita komissio on koordinoinut korkean tason ryhmässään, rasvivastaisessa ryhmässä, jossa käsitellään myös suvaitsemattomuuden muita muotoja ja, ja vihaa. Kaikkiin näihin toimiin täytyy liittää koulutusta rasvivastaisesta toiminnasta, nuorisotyötä ja aivan erityisesti täytyy kehittää demokraattista kestävyyttä, suvaitsevaisuutta, konfliktinratkaisukeinoja oppimisen yhteydessä jo tiivistäen meillä on välineitä, meillä on lainsäädäntöä, tietoa, koulutusta, valistusta, erilaisia tarinoita asioista, mutta myös tuomitsemme vihapuheen rasismin perustuvan rikollisuuden. Samanaikaisesti kuitenkin me täällä Euroopassa, meidän pitää olla valppaina, kun yhä enemmän tulee esimerkkejä rasismista ja vihapuheesta kohdistuu vähemmistöihin. Perusoikeusvirasto on kertonut, julkaisun siitä, minkälaista on olla värillinen Euroopassa. Tässä, tästä käy ilmi, minkälaista rasismia vieläkin nämä henkilöt kohtaavat Euroopan maissa. Mustien kansalaisten toimintaa estää monin tavoin syrjitään heitä, kun he etsivät työpaikkaa. Sama, sama koskee koulutusta ja heidän on myös vaikeampaa saada asuntoa. Siksi me joudumme ottamaan nämä asiat hyvin vakavissamme. On velvollisuutemme johtaa tiukkaa taistelua rasismia vastaan unionissa. Arvoisat parlamentin jäsenet, Euroopan unioni on syvästi sitoutunut toimimaan kaiken tyyppistä syrjintää vastaan rajojensa sisällä, samoin laajemmin muualla maailmassa. Maaliskuussa 2019 neuvosto hyväksyi EUn ihmisoikeussuuntaviivat syrjimättömyydestä ulkosuhteissaan. Tämä on tämä ohjeistusta, jota voidaan tehostaa EUn ihmisoikeuspolitiikan tehokkuutta, kun toimitaan syrjintää vastaan, joka perustuu mille tahansa syylle, esimerkiksi rotuun, ja lisätään e, tietoisuutta EUn arvoista ja tehostetaan toimintaa syrjintää vastaan ulko, ulkoissa toimissa vallan väärinkäytös. Se pitää tuomita ja sitä pitää, vastaan pitää toimia kaikkialla yhteiskunnat, jotka ovat ylpeitä siitä, että edustavat oikeusvaltioperiaatteita, demokraattisia periaatteita, perusvapauksia ja ihmisoikeuksia. Niiden pitäisi antaa esimerkkejä tässä asiassa. Kaikkien pitää kuitenkin olla valppaina liiallista vallankäyttöä vastaan ja varmistaa, että incidentit, kuten esimerkiksi herra Floydin murha, niihin pitää puuttua ripeästi täysin noudattaen oikeusvaltioperiaatetta ihmisoikeuksia noudattaen. Me luotamme siihen, että Amerikan kansa pystyy kokoamaan voimansa yhteen, paranemaan kansakuntana ja puuttumaan tähän tärkeään asiaan. Rasismi ei ole ongelma vain USA, niin kuin jo sanoin. Ja nyt kun näitä mielenosoituksia on ollut monissa Euroopankin maissa, tämä on käynyt selväksi. Vastuu toimia rasmia vastaan kuuluu meille kaikille, poliitikoille, opettajille, virkamiehille, opiskelijoille, vanhemmille, poliisille, kansalaisille. Se kuuluu meille kaikille. Kiitoksia. E Kiitoksia ministeri ja seuraavaksi puheenjohtaja von der Leyen, olkaa hyvä. Mr. President. Herra puhemies, arvoisat edustajat. En tiedä, miltä tuntuu olla musta. En tiedä, miltä tuntuu olla musta ja vähemmistön edustaja, olipa kyse uskonnollisesta, seksuaalisesta tai etnisestä vähemmistöstä. Minua ei ole koskaan kohdeltu e- eri tavalla vain sen takia, miltä minä näytän. En tiedä, mitä se tarkoittaa, että kohdellaan epäilevästi päivästä toiseen kadulla tai kun käyn kauppoissa tai etsi työtä tai uutta asuntoa, niin kuin kollegamme aivan oikein tässä äsken kertoi. Uskomaton asia. Suurin osa meistä täällä salissa eivät tiedä tätä Asia, Mutta me tiedämme kyllä yhden asian. Monet ihmiset tietävät sen ja kertovat meille, että me suvaitsemme rasismia jo aivan liian kauan. Tämän pitää päättyä. Hyvät naiset ja herrat ja parlamentin jäsenet, ihmiset, jotka protestoivat kaduillamme, maissamme, molemmin puolin Atlantin valtamerta ja koko maailmassa – nostavat äänestä tätä vastaan, haluavat, että se tulee kuulluksi. Nyt on korkea aika tehdä enemmän kuin vain kuunnella, enemmän kuin vain tuomita. On aika puhua rasismista avoimesti ja rehellisesti. Ja tämän takia haluankin kiittää teitä siitä, että tämä kohta on otettu esityslistalle ja että se on ihan ykkösenä tämän istunnon keskustelussa. As a society... Arvoisat edustajat, yhteisönä meidän täytyy katsoa totuutta silmiin. Me tulemme päättäväisesti taistelemaan syrjintää ja rasismia vastaan. Ja tietenkin päivittäistä rasismia vastaan, myöskin sellaista rasismia ja syrjintää vastaan, jota emme itse asiassa suoraan näe. Kaikenlainen syrjintä ja rasismi oikeuslaitoksessa ja poliisivoimissa, työmarkkinoilla, asuntomarkkinoilla, koulutuksen alalla, terveydenhuoltoalalla, politiikassa ja maahanmuuttoon liittyen meidän täytyy yhdessä, kaikkialla, kaikilla tasolla, eurooppalaisella, kansallisella, alue- ja paikallistasolla sekä julkisella että yksityisellä puolella ja jokaisen yksittäisen kansalaisen. Pitää kantaa kortensa kekoon rakennettaessa Eurooppaa, joka on inhimillisempi, oikeudenmukaisempi ja sanottakoon myöskin suoraan, että Euroopan unionissa ei ole tilaa rasismille tai minkään sortin syrjinnälle. Se on ihan varma asia. Hyvät edustajat, meidän täytyy vastata yhdessä vaikeisiin kysymyksiin. Miksi rasismi ja syrjintä vain jaksavat pitää päätään yllä? Miksi on olemassa poliittisia puolueita, jotka tukevat rasismia ja muukalaisvihamielisyyttä ja voittavat vaaleissa? Miksi vähemmistöt eivät saa riittävästi edustajapaikkoja erinäisillä tasoilla, akateemisilla laitoksilla, mutta kärsivät kaikista enin juuri köyhyydestä ja muista negatiivista asioista. Mitä voimme tehdä koulutuksen puolella? Terveydenhuolto, koulutus, asuntomarkkinoilla, jotta voimme varmistaa, että yhteiskunta olisi tiedostavampia, avoimempia, oikeudenmukaisempi. Mitä voimme tehdä, jotta EUn elemet edustavat yhteiskuntaa vielä paremmin? Tämä ei ole mikään alakohtainen toiminta, yhden tekijän toimintaa tai yhden komissaarin toimintaa. Siksi minä täällä Euroopan komission puheenjohtajan ominaisuudessa puhunkin tästä. Minä haluan lähteä juurta jaksain tätä asiaa selvittämään. Ensi viikolla keskustelemme rasismista kollegiotasolla rakenteellisen vuoropuolun yhteydessä. Ja kun katson nyt tähän täysistuntosaliin, niin voin sanoa, että monimuotoisuutta ei ole vaalittu. Ja minä olen valmis myöntämään, että ei komissaarien kollegiossakaan tilanne ole parempi, eikä myöskään komission henkilöstön puolella. Ja siksipä sanonkin, että meidän on keskusteltava rasismista ja meidän on käärittävä hihamme. Aina voidaan muuttaa suuntaa, jos tahtoa vain löytyy pienen pieni esimerkki siitä, että miten pienin askelin voidaan päästä eteenpäin. Kun olin kotimaassani puolustusministeri, rekrytointijärjestelmä oli vuosikymmenten ajan ollut voimassa ja se puolsi aina ja suosi tiettyjä henkilöitä. On olemassa henkilöitä, jotka olivat arvokkaita meille, harvinaisia sellaisia, jotka puhuivat esimerkiksi arabia tai farsia – mutta muuten näitä avuja ei hyödynnetty. Mutta minä tiedän, että sotilaiden henki voi olla tällaistenkin kollegoiden varassa. Heitä voidaan tarvita. Mutta sitten asia lähdettiin tarkastelemaan ja sitä kautta Saksan armeija muuttikin rekrytointijärjestelmäänsä ja siitä oli hyötyä armeijalle ja yhteiskunnallekin. Siitä on tullut oikeudenmukaisempi järjestelmä. Se on sotilaiden puolella, joten jos poliittista tahtoa vain löytyy, niin muutoksen mahdollisuudet ovat tarjolla. Hyvät edustajat, meidän täytyy keskustella rasismista myöskin avoimessa hengessä. Hyvä asia on se, ettemme me aloita tässä tyhjästä. Euroopan unionissa syrjintä on kielletty lainsäädäntöteitse. Perussopimuksessa ja oikeusperus perusoikeuskirjassakin tämä sanotaan. Meillä on olemassa lainsäädäntötekstejä, jossa puhutaan etnisen diskriminoinnin, vihapuheiden ja rasismin vastaisesta toiminnasta, puitepäätöksiä, rasismin ja mukalaisvihamielisyyden kitkemiseksi. Tässä muutama esimerkki. Meillä on myöskin yhteistyövälineitä, eli korkean tason työryhmä, jossa käsitellään suvaitsemattomuutta, rasismia ja muita tällaisia negatiivisia asioita. Mutta meiltä löytyy myöskin rahastoja, mutta meidän on tehtävä työtä vielä ponnekkaammin. Ja olen iloinen voidessani elää sellaisessa yhteiskunnassa, jossa tuomitaan rasismi, mutta tämä ei saa riittää. Tarvittaessa meidän on hälytettävä muut ja meidän on oltava tietoisia, tarkkaavaisia, sillä nyt kuljetaan ohuella jäällä. Jokaisella meillä on tehtävämme. Meidän täytyy pohdiskella sydäntämme ja meidän on otettava esille syrjintätapaukset. Ja me emme missään nimessä voi hyväksyä minkäänlaista syrjintää. Arvoisat edustajat, Euroopan unionin mottohan kuuluu monimuotoisuudessaan yhtenäinen. Meidän täytyy antaa näille sanoille todellista merkitystä. Ja tästäpä syystä nyt suurella mielenkiinnolla jäänkin odottamaan tätä keskustelua. Tarkoituksena on juuri vaalia tätä monimuotoisuutta, joka meidät yhdistää. Kiitoksia. Grazie presidente per eh, Kiitoksia puheenjohtaja siitä, että olette paikalla täällä tässä keskustelussa ja teidän puheenvuorostanne. Nyt kuulemme poliittisia ryhmiä. EPP-ryhmän puolesta edustaja Wieseler Liima. Olkaa hyvä, Isabel. Levé, s'insurger, refuser de... Kiel, vastustaa täysin rinnoin ja tuomita kaiken tyyppinen rasismi. Tunnen tämän ja myös minun silmissäni tämä on meidän velvollisuutemme parlamentin jäsenen täällä parlamentissa. Tämän takia on niin tärkeää saada yhteinen teksti, että puhutaan yhdellä ainoalla kiel- äänellä vahvasti olennaisesta kysymyksestä. Se, että tuomitsemme syvästi, ehdottomasti rasismin, mikä hyväksy sitä. osoitamme solidaisuutta niitä vastaan, jotka kärsivät syr- syrjinnästä tarvitaan vahva viesti Euroopan parlamentilta. George väkivaltainen kuolema kautta maailman herätti tarpeen tuomita tiukemmin rasismi ja torjua poliisin harjoittama väkivalta ja väärinkäytökset tässä on mukana valtavasti erotuisia ihmisiä, nuoria ihmisiä. Tämä herättää toivoa, mutta haluaisin esittää myös ihailuni kaikkia muita poliisi, poliiseja vastaan, jotka toimivat esimerkiksi tavalla työssään ja joille poliisina oleminen ei ole pelkkää työtä, vaan todellinen kutsumusammatti. Mitä tulee meidän historiamme, me emme todellakaan voi sitä uudelleen kirjoittaa, siellä tehtävämme voimme olla ylpeitä monista kysymyksistä, mutta emme kuitenkaan ihmisinä, ihmisen olentoina, emme voi mitenkään – olla myös häpeämättä. Tämä häpeä on ilmeistä silloin, kun me ajattelemme toisen maailmansodan keskitysleirejä tämän pitää tulla yhtä hyvin selväksi silloin, kun on kyse orja täynnä olevista aluksista. Voimme varmasti olla ylpe, ylpeitä, ylpeitä perusarvoista EU-sta säännöistä, joita meillä on käytössä tällä hetkellä, joka parantaa tulevaisuutta. Mutta nyt vielä arkipäivän pitää vastata tätä. Meillä pitää olla kaikki keinot toteuttaa politiikkaa joka antaa kaikille ilman mitään syrjintää samat tilaisuudet ja mahdollisuudet ja voidaan juuria kokonaisuudessaan rasismi pois. Garcia Perez. Kiitoksia puheenjohtaja Garcia Perez SND-ryhmästä, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. En voi hengittää George Floydin sanat pitkän tuskan aikana 8 minuuttia 46 sekuntia. Tämä ei ole pelkästään huutoa, vaan todellisuutta meidän aikana, koska poliisin väkivalta tukahduttaa enemmän mustia kuin valkoisia. Miksi näin on? Miksi terveyskriisi ja covid-tilanne vaikuttaa enemmän mustiin kansalaisiin kuin valkoisiin? Minkä takia ilmastonmuutos syrjii tässäkin enemmän mustia kuin valkoisia. Rosa Banks joutui vankilaan, koska ei suostunut antamaan paikkaansa bussissa valkoiselle naiselle. Martin Luther King maksoi omalla hengellään, koska toimi aktiivisesti rotusortoa vastaan USAssa, mutta epätasa-arvo ja tuska, joka syntyy syrjinnästä, se ei ole estänyt sitä, että vuosikymmenen jälkeen edelleen hänen unelmansa on hengissä. Et sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus, jota miljoonat ihmiset peräänkuuluttavat ja ovat va- protestoineet sitä vastaan viime viikkoina, tämä on tuonut meille kuitenkin uudestaan toivoa. Toivoa, jossa tarvitaan kompro- sitoumusta ja Euroopan kansallisten edustajien meillä on velvollisuus poistaa rakenteellinen rasismi tai vieläkin piilevänä löytyy kaupungeistamme ja kunnistamme. Ei ole hyväksyttävää, että vuodesta 2008 jälkeen neuvosto otti käyttöön syrjinnän vastaisen direktiivinsä ja näen tälle komissaari Dallin toivottavasti äh, hän on hyvä kumppani siinä, että saadaan tämä asia liikkeelle, koska me tarvitsemme välineitä, lainsäädäntövälineitä, jotta voimme lopettaa rasismin myös Euroopasta aikana, jolleen syntyy poliittisia puolueita Euroopassa, jotka julistautuvat rasisteiksi. Me tiedämme, että kansat, jotka eivät tunne omaa historiansa, he toistavat virheitä syrjitään ihmisiä johtuen ihonväristä tai suuntautumista ja niin edelleen. On, se epäonnistuu. Meidän pitää edistää yhteiskuntiamme vain niin, jos ensin varmistamme, että kaikki ihmiset ovat vapaita ja samanarvoisia. Ja kiitän siitä, että miljoonien kansalaisten äänet ovat muistuttaneet meitä siitä, että mustilla, mustilla elämillä, must, mustan, mustien henkilöiden elämällä on yhtä paljon arvoa kuin muillakin. Ja Pitää lopettaa sellainen, että valkoinen polvi löytyy mustan kansalaisen niskan päältä. Kiitos. Kollega. Kiitoksia äh, puheenjohtaja Cholos Renew-ryhmästä. Hyvät äh, kollegat. Floydin kuolema on, oli hirvittävä. Tämä osoittaa, että meidän yhteiskunnissamme edelleenkin puuttuu ihmiselämän kunnioittamista. Meidän pitää olla rehellisiä. Rasismi ei ole ongelma, joka kuuluu vain USAlle. Se on myös eurooppalainen ongelma. Se, mitä USAssa tapahtui George Floydin kanssa, hänen kuolemansa väkivaltaisuus ja se, että ei kunnioiteta ihmiselämää, Tämän pitäisi saada meidät tarkemmin tarkastelemaan tilannetta täällä Euroopassa. Meillä on erilainen historia, mutta rasismi, syrjintä sitä löytyy e, niin lännestä kuin idästäkin EUn, EUnissa. Aivan liian usein pelätään toista henkilöä ja se aiheuttaa syrjintää, joka on myös rakenteellista, institutionaalista. Syntyy sosiaalisia, taloudellisia epätasa-arvotekijöitä, jotka heikentävät yhteiskuntamme vahvaa tilannetta. Ikävä kyllä, jotkut poliitikot pelaavat tällaisella pelolla ja pidävät hengissä näitä tuntemuksia ja käyttävät sitä vaalitarkoituksessa. Yhteiskunta, jossa pitää pelätä, jos on erilainen kuin muut. Ei ole yhteiskunta, joka sallii ihmisten kuko- hyvinvoinnin. Halutaan Eurooppaa, joka on moniarvoinen, joka saa vahvuutensa siitä, että se kehittyy tällä tavalla, eikä riitä, että laitetaan säkejä syrjintään vastaan ja muuta vastaan, mutta ennen kaikkea sitä pitää tavallaan viljellä. Ei voimalla, vaan viljellä järkevästi. Meidän pitää lähteä kaikkien liikkeelle itsestämme ja haluaisin nyt oman poliittisen ryhmäni nimissä ehdottaa yhteistyötä kolmen EU-toimielimen kesken näistä asioista parlamentti, komissio, neuvosto, niiden pitää istua saman pöydän ääreen ja miettiä, kun ajatellaan meidän toimielimiämme, heijastelevatko ne tarpeeksi monimuotoisuutta unionissa? Pyydän siis neuvostoa, samoin teitä rouva puheenjohtaja, tukemaan tällaista työryhmän perustamista tästä asiasta, koska meidän pitää saada aikaan osallistava yhteiskunta ja lähteä liikkeelle itsestämme, jotta me itse olemme osallistavampia. Ja sitten kun olemme näyttäneet esimerkkejä itse, sitten voimme vaatia myös muita noudattamaan näitä periaatteita. Rasismi, syrjintä, ovat häpeällinen osa yhteistä historiaamme ja ikävä. Kyllä sitä löytyy myös nykypäivästä. Meidän velvollisuutemme on varmistaa, että rasismi ja syrjintä eivät kuulu jatkossa enää tulevaisuuden toimintaamme ja elämäämme. Kiitoksia puheenjohtaja. Edustaja Tsekardi ID-ryhmästä. Kiitos äh, puhemies. Äh, miehen kuolema äh, väkivallan seurauksena vaatii oikeutta ja siksi aivan oikein koko maailma on ilmaissut ähm, näkemyksensä, mutta äh, mainstream äh, lehdistössä ilmeisesti äh, jotkut elämät ovat tärkeämpiä kuin toisetkin. Toinen kesäkuuta eräs poliisi kuoli Äh, kun hän yritti puolestaa ystävänsä kauppaa, kun siihen hyökkäsi mielenosoittajia. Hänkin on viaton, mutta äh, kukaan ei äh, osoittanut mieltään hänen puolestaan. Amerikan mielenosoitukset ovat aina vain väkivaltaisempia ja ne ovat levinneet Euroopankin. On hyökätty ensin poliisia vastaan, sen jälkeen erilaisia patsaita ja menneisyyden ähm, symboleja vastiin. On hyökätty Kolumbusta vastaan, Indro Montanellia vastaan, ähm, mutta patsaiden kaataminen ei pelasta maailmaa rasismilta. Rasismin lisäksi meillä on toinenkin äh, leviävä ongelma maailmassa, nimittäin tietämättömyys ja niiden tyhmyys, jotka haluavat poistaa menneisyytemme. Äh, kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kuunke vihreistä. Hyvä puhemies, komission puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Muutama äh, päivä George Floydin äh, murhan jälkeen äh, laitoin nuorimman tyttäreni äh, nukkumaan. Äh, hän puhui ensin ja sitten hiljeni ja kysyi, että tapetaanko minutkin. Kolonialismi on määritellyt Amerikkaa ja eurooppalaisia yhteiskuntia vuosisatojen ajan. Se on luonut syvää epätasa-arvoa ja ennakkoluuloja, jotka vieläkin ovat olemassa, jotka tappavat ihmisiä. Tietenkin rakenteellinen rasismi EU:ssa on erilaista kuin Yhdysvalloissa. Meillä ei ole samanlaista hirveää orjuuden historiaa ja lynkkausten historiaa, mutta meillä on todistettavasti kauheuksia omassa kolonialismin historiassamme, joka vieläkin näkyy tänä päivänä syrjinnässä ja poliisi naisiin väkivallassa. Lisäksi meillä on lähihistoriassamme järjestelmästä vähemmistöjen syrjintää ja äh, massatuhoamista, juutalaisia, äh, seksuaalisia vähemmistöjä, äh, romaneja. Kukaan ei ole vapaa, jos kaikki eivät ole vapaita. Meidän on välitettävä vahva viesti Yhdysvalloille, mutta meidän on myös siivottava oma kotimme. Tämä parlamentti ja teidän komissionne määrittelee, miten EU saa aikaan kestävän yhteiskunnan, joka ei jätä ketään jälkeen. Ei voi olla tilaa rasismille ja syrjinnälle. Ensimmäinen askel olisi se, että että pautettaisiin tämä syrjinnän vastainen direktiivi, joka on ollut jumissa neuvostossa vuodesta 2008. Hyvä puheenjohtaja, vetoan teihin ja tulevan neuvoston puheenjohtajavaltioon Saksaan, että se hyödyntäisi tämän historiallisen hetken ja toimisi. Tänä iltana haluan laittaa lapseni nukkumaan ja sanoa hänelle, että voit olla varma, että olet turvassa, koska täällä EU:ssa meitä ei vaienneta väkivaltaa väkivallalla, pelolla tai tietämättömyydellä. Pyydän tyttäreni puolesta, jos ei nyt, niin milloin? Kiitoksia. Edustaja Terch. ECR-ryhmästä, olkaa hyvä. Señor presidente. Kiitoksia puhemies, kiitoksia. Ku kuinka paljon Euroopasta ylimielisyyttä täältä kuuleekaan, kuinka hyviä me olemme, mikä hyvä tilaisuus kampanjoida amerikkalaisia vastaan. Tästähän pidämme kovasti. Luen teille nyt yhden asian. Ja sen on sanonut eurooppalainen henkilö, tämänhetkinen eurooppalainen, eurooppalainen, jolla on liittolaisia täällä salissa ja jolla on jäsen omasta ryhmästään täällä, puolueestaan täällä. E-, eläimet yönät, jolla on ihmisen hahmo, jotka herättävät vihaa ja vastenmielisyyttä. Ja tämä liittyy kieleen. Katalanin kielen Torra on puheenjohtaja ja herra Puigdemontin puolueen jäsen, joka löytyy täältä parlamentista. Torra on Sansin hallinnon puheenjohtajan liittolainen. Hän on liittonut kommunistien kanssa, sosialistien kanssa. Hän on rasisti, joka hallitsee osaa Espanjaa Espanjan tahtoa vastaan. Näin tapahtuu Euroopassa. Ei pidä lähteä Amerikkaan asti. Amerikassa 25. toukokuuta musta kansalainen kuoli poliisin käsissä. Hän oli painut poliisia, hänellä oli paljon muita pieniä rikoksia, hän oli ollut vankilassakin. Tämä henkilö kuoli ja yhtäkkiä syntyi vasta- varsinainen aalto, rasismin vastainen aalto ja myös ras- joka osoittautuu USA-hallintoa vastaan, ja sitä on käytetty USAssa poliittisesti USAta itseään vastaan ja sen presidenttiä vastaan. Ja tässä on monenlaisia valeuutisia ollut myös liikkeelle ja monta muutakin, jonka voisin mainita. Kiitoksia. Edustaja Omar G. Äh, GUE-ryhmästä, olkaa hyvä. Puhemies, kiitoksia. Parlamentin kunnia on avata tämä istunto tällä keskustelulla. Kaikkien nimissä ryhmäni puolesta haluan kiittää tästä. Traaginen tapahtuma, siitä on tullut poliittinen merkittävä tapahtuma järkyttävän pitkät kahdeksan minuuttia, kun George Floyd murhattiin, ovat saaneet liikkeelle satoja tuhansia miljoonia ihmisiä liikkeelle maailmassa, jotta rakenteellinen rasismi häviäisi ja estettäisiin poliisin käyttämä väkivalta. Ja me olemme suuttuneita tästä tänä iltapäivänä ja tämä osoittaa, missä määrin tällainen toiminta rikkoo arvojamme vastaan, jotka jaamme. Ja tämän takia meidän täytyy kulkea tämän liikkeen rinnalla ja rasismin uhrien ja poliisiväkivallan uhrien rinnalla. Tarvitaan konkreettisia toimia, jotta vaaditaan tasa-arvon toteutumista tämän tapahtuman yhteydessä. Meidän pitää myös katsoa rohkeasti historiaamme ja meidän pitää nähdä, että kyseinen tapahtuma – liittyy vuosisatojen sortoon, mustien sortoon USAssa ja epätasa-arvoon ja tällaisen tilanteeseen myös Euroopassa. Pitää pitää mielessä, että meidän eurooppalainen historiamme on aina tavallaan heilut niin kuin kellon kieli barbarian ja sivilisaation välillä ja että juuri Euroopassa huolimatta järjen käytöstä valistuksen ajasta, että kaikkein hirvittävämmät hierarkiat, teoriat liittyen rotuoppiin ovat syntyneet, jotta voidaan oikeuttaa valloitukset, jotta voidaan perustella orjuus, jotta voidaan perustella oikeutta kolonisaatio, siirtomavalta ja jotta voidaan oikeuttaa juutalaisten kansanmurha. Siis jos me haluamme pahan juuria kokonaan pois Euroopan mentaliteetistä, niin sitten pitää jatkaa sitä rakentamista ja kyseessä on myös kokonainen väkivallan, taloudellisen väkivallan järjestelmä, jota vastaan pitää toimia ja taistella, koska me voimme panna merkille, että epätasa-arvoa löytyy sosiaalisesti, tätä jatketaan edelleenkin ja näin rodunen syrjintä vain pahenee. Puhemies, tässä historiassa muistilla on suuri merkitys ja tämän takia meidän täytyy julistaa täältä parlamentista käsin, niin kuin päätösosmassa vaaditaan, meidän pitää todeta, että orjuus on rikos ihmiskuntaa vastaan ja yhdessä meidän pitää osoittaa, että kuulumme sivilisaatioon. Kiitoksia edustaja Ferrara sitoutumattomista, olkaa hyvä. Kiitos äh, puhemies. George Floydin äh, väkivaltainen murha on aiheuttanut äh, vihaa ja protestia ympäri maailmaa. Se, mitä tapahtui George Floydille, ei valitettavasti ole yksittäistapaus. Ja kun otetaan huomioon väkivalta ja rasismi, niin ei voida olla välinpitämättömiä. Tähän ilmiön on puututtava suoraan ilman tekopyhyyttä ja on puututtava kaikenlaisiin rasismin äh, sekä väkivaltaiseen että selkeään, mutta myös piilorasismiin selvintä on sellainen rasismi, joka piiloutuu ähm, hyvän tekeväisyyden taakse, jossa myös äh, asetaudutaan äh, moraalisesti yläpuolelle tai hyödynnetään ihmisiä, joilla on eri ihonväri. Äh, Meillä on vielä paljon taisteluja käytävänä tätä ilmiötä vastaan. Meillä on kulttuurisia taisteluja, kaikenlaista syrjintää vastaan ja poliittinen taistelu. Meidän täytyy taata kaikille samanarvoiset oikeudet, kun on kyse työstä, koulutuksesta, terveydestä, poliittisesta ja yhteiskunnallisesta osallistumisesta. Ja, tämä olisi se vastaus, jota odotetaan toimielimiltä ja jäsenvaltiolta. Kiitoksia. Kiitos edustaja González Pons. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Presidente, escuchándonos a todos. Puhemies, kun nyt kuuntelen puheenvuoroja, me kaikki vastustamme rasismia. Olen siitä tyytyväinen. Rasisteja ovat aina muut mutta George Floydin kasvot on tavallaan peili, joka heijastelee jokaista katsojaa ja äh, miljoontimiset juutalaiset menettivät henkensä äh, Euroopassa leireillä. Rasmia ei korjata pelkästään lailla eikä propagandalla, eikä sitä hoideta äh, sillä, että kaadetaan patsaita tai loukataan poliiseja tai sulkemalla silmät rasismia ei paranneta rasismilla. Vain kun kaikki kirkot, moskejat, synagogat ovat minun moskejan ja kirkkoon. Silloin tätä voidaan parantaa. Tarvitaan koulutusta ja valitusta. Rasismi on kaikkein vanhin pandemia, josta ihmiskunta kärsii satoja vuosia. Olemme tästä kärsineet ja vieläkään on tullut sitä päivää, että pitäisi asettaa tämän tartunnan saaneet karantaaniin vasta silloin, ja pitäisi löytää tälle vielä tietysti rokotekin, silloin vasta pelastumme tältä vitsaukselta. Insert for one minute. Kiitoksia sitten edustaja Inser. Yksi minuutti. Äh, now it's on. Fru talman, en människas hudfärg, födelseland och religion. Kiitoksia rouva puhemies. Kotimaa, uskonto, ihonväri, ei ole koskaan ollut uhka. Uhka syntyy rasismin tai tietämättömyyden kautta. George Floydin murha on vain yksi esimerkki monista, jotka on nähty e- Yhdysvalloissa, mutta vastavalaista on koettu myöskin Euroopassa. Black Lives Matter osoittaa solidaarisuutta. Tätä rakenteellista rasismia vastaan halutaan toimia, mutta Ihmiset ovat myöskin tyrmistyneitä tätä rakenteellista rasismia kohtaan, joka vallitsee myöskin Euroopassa. Tällainen rasismi ei näy vain ainoastaan äh, rotuteorioissa, vaan päivittäisessä elämässämme. Se kuvastuu päivittäisessä työssämme, instituutioissa, kollegoiden kanssa, tehtävässä yhteistyössä, kouluissa ja muualla. Hyvät kollegat, Kansalaiset ansaitsevat parempaa. Mottona ei pitäisi olla monimuotoisuudessaan yhtenäinen. Sen ei pitäisi liittyä vain ainoastaan kansalliseen lähestymistapaan, vaan laajempaan monimuotoisuuteen. Ja tästäpä syystä vetoankin kaikkiin, että hyväksytte tämän tekstin ja että se pantaisiin myöskin täytäntöön. Kiitoksia. Kiitos. Kollega Rafaela, yksi minuutti, olkaa hyvä. George Floyd, Breonna Taylor, Rayshard Brooks. George Floyd, Rihanna Taylor, eh, Adama Traore, Monet ovat eh, tulleet uhreiksi ja monia uhreja vielä tulee, jos me emme toimi. Eh, Tämä on kaikki, jotka protestoivat poliisin väkivaltaa vastaan, syrjintää vastaan, epäoikeudenmukaisuutta ja institutionaalista eh, rasismia vastaan. Ihmiset odottavat toimintaa omilta toimielimiltämme ja jäsenvaltioiltamme. Emmekö ole oppineet historiasta? Olemme oppineet, että meidän edistyttävä. Jos minun esi-isäni näkisivät, näkevät yhteiskunnan tänään, näkisivätkö he todellista oikeudenmukaisuutta ja ihmisarvon kunnioitusta. Moninaisuudessa on yhtenäinen, näin me sanomme EU-ssa, joten toimitaanpa sen mukaisesti. Me tarvitsemme perustavanlaatuista muutosta toimielimessämme niin, että ne edustavat kaikkia Euroopan kansalaisia. Uusi sukupolvi haluaa paikan pöydässä. He tulevat olemaan äänekkäitä ja ö, haluavat sanoa sanansa. Black Lives Matter. Paljon kiitoksia. Sitten edustaja Riviere, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies Rova von der Leyen. Se, että vaikka traaginenkin kuolema välineistetään ja syyllistetään, syytetään järjestelmästä rasismista Eurooppaa, tämä on skandaalimaista myös tässä puhutaan nyt asioista, jotka eivät kuulu Eurooppaan. Rotu, erottelu, ei kuulu Euroopan eikä Se, että kaadetaan patsaita ja muutetaan katujen nimiä niin kuin täältä, täällä parlamentin lähestysoikeus on tehty, minusta on parempi kunnioittaa oman maan historiaa eikä jatkuvasti tuomita edeltäjämme. Haluaisin että Euroopan sivilisaation ensimmäinen maailmassa, joka poisti orjuuden silloin, kun sitä kaikkialla harjoitettiin sen sijaan, että syytetään poliisia vaikka Ranskassa rasismista, haluaisin myös puhua, että yhä enemmän väkivaltaisesti kohdistetaan toiminta poliisiin. Se, että luokitellaan ihmisiä rodun perusteella, haluaisin todeta, että kansalaisuus on tärkeää, jos ihmistä itketään ihmishenkeä, koska hän on musta, mutta entä sitten valkoisilmoiset kohdistuvat rikokset? Kaikenlainen rasismi pitää aina tuomita. For one minute, Madam Fofana. Ja seuraavan edustaja Herzberger Fofana, yksi minuutti. Pour ma part, en tant que femme... Omasta puolestani mustana naisena Euroopassa en ole tullut vain tietoiseksi rasistisesta todellisuudesta täällä. Olen kokenut tämän Euroopassa 40 viime vuoden aikana. Se, mitä tapahtuu tällä hetkellä maailmassa, on tulosta kolonialistisesta syrjintää rakenteesta, joka on ollut voimassa satoja vuosia. Tässä ei ole kyse yksilöistä, tässä on kyse järjestelmällisestä institutionaalisesta rasismista, joka kohdistuu mustiin ja kaikkiin muihin etnisiin vähemmistöihin. En halua, että puhutaan vain poliisin toimista. Minä haluan, että seurauksia poliisin väkivallasta syntyy. Haluan, että tehdään oikeutta kaikkia niitä kohtaan, jotka ovat menettäneet henkensä, jotka ovat menettäneet läheisiään ja jotka ovat traumatisoituneet poliisin käsissä. Ja kyse ei ole vain mustista eurooppalaisista, vaan kaikista mustista ihmisistä, heidän jälkeläisistään, värillisistä ihmisistä, mukaan lukien ne, jotka edelleenkin hukkuvat välimereen johtuen rasistisesta maahanmuuttopolitiikasta. Minä haluan puhua nyt selkeää kieleä. Kaikilla mustilla hengillä on väliä, on kyse sitten Euroopasta tai muista, sillä on merkitystä. Mustien naisten elämällä on merkitystä. Meidän hengellämme, elämällämme on merkitystä. Opettajana olen nähnyt, miten lasten sielut tuhotaan tällaisella piilevällä rasismilla tai avoimella rasismilla vihan maailma siirtyy lapsen mieleen ja sitten se synnyttää epäonnistumisia. On aika aloittaa vuoropuhelu, jotta ei loukata ketään. Ja niin kuin Martin Luther King on sanonut, meidän pitää oppia elämään yhdessä niin kuin veljet. Muutoin me kaikki kuolemme niin kuin idiotit yhdessä. Thank you for one minute. Kiitoksia. Seuraavan edustaja Zambatski, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, hyvä komission puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kaikilla eh, elämillä on merkitystä. Jos me kiellämme tämän, jos me uskomme ainoastaan, että että eh, yhden rodun edustajien elämällä on merkitystä, niin se on rasismia. On myös rasismia väittää, että vain yksi rotu on merkityksellinen. Teidän täytyy valita mm, minkä takana seisotte. Joko puolustatte kaikkien elämää tai sitten puolustatte rasismia. Jos hyödynnätte jonkun kuolemaa, jonkun henkilökohtaista strategiaa, omaa poliittisia tarkoitusperiänne varten, niin tämä on tekopyhää. Näin toimivat vasemmisto, kommunistit ja rasistit. Haluan muistuttaa kaikkia kollegoita, jotka käyttävät tiettyjä teepaitoja tänä päivänä, kuinka monia elämiä menetettiin kommunistien ja bolshevikkien ö, takia. Minun esi-isäni taistelivat turkkilaisia vastaan, jotka orjuuttivat bulgaarialaisia, mutta he tekivät sen rehellisellä tavalla aseistettuina sen sijaan, että he ryöstelivät kauppoja. Se, että syytetään jotakuta maasta alkuperästä on epäoikeudenmukaista, hyvät kollegat. Se, että joku tuntee häpeää johtuen omasta rodustaan, niin sitä ei voida hyväksyä, että jonkun täytyy tuntea syyllisyyttä omasta alkuperästään. Minä en ole häpeissäni alkuperästäni eikä siitä, mistä tulen. Olen ylpeä siitä toivotan kaikille terveyttä. Please. Edustaja Bellamy, yksi minuutti. Puhemies George Floyd kuoli Minnesotassa kolmen poliisin käsissä ja kolme viikkoa sen jälkeen Winston Churchillin, Charles Gaulin ja muiden patsaita on kaadettu. Nyt täällä syytetään koko Euroopan rasismista. Mutta mitä tässä oikein meillä tapahtunut? Eihän epäiltä oikeudenmukaista lyödä epäoikeudenmukaisella. Ei tehdä oikeutta George Floydille, että syytetään kaikkia poli, pol, poliisia Euroopassa. Joka vuosi poliisit menettävät henkensä meidän turvallisuutemme rauhaamme puolesta, eikä heillä ole oikeutta yhteenkään sanoa, eikö heidän elämällään ole merkitystä. Ei tämän, rasmia näin, vastaan näin toimita, jos tällä tavalla toimitaan. Miten voidaan vahvistaa, että kaikkialla ympäri Eurooppaa, Eurooppa soveltaa rasistista politiikkaa, joka on rasistista kaikilla aloilla, en halua, että loukataan kansalaisia Euroopassa, jotka kaikkialla valistavat, tekevät sosiaalista työtä ovat avokätisiä. Tässä te tavallaan lisäätte tätä väkivaltaisuuden henkeä, koska jotkut haluavat rikkoa yhteiskunnamme rakenteen. Rasismia vastaan ei taistella, että herätetään tällaisia jakolinjoja. Euroopan historia liittyy suurta ja pientä, niin kuin kaikkien historia, mutta meidän sivilisaatiomme on ollut rakenteilla vuosisatoja. Olemmeko unohtaneet tämän, kun tänään äänestämme päätöslauselmasta, joka puhuu näin. Euroopan parlamentin pitäisi olla vain yksi taistelu. Kaikilla ihmishengillä on merkitystä. For one minute, Madam Piri. Edustaja Piri, yksi minuutti. This month we have seen... Puhemies, kollegat, tässä kuussa olemme nähneet tuhansia ihmisiä, jotka ovat osoittaneet mieltään ja vaatineet oikeutta George Floydille. Äh, Poliisi piti polvean George Floydin niskassa kahdeksan minuutin ajan, kun hän oli käsiraudoissa maassa. Ja tämä ei ole mikään poikkeus. Herra George Floyd on vain yksi monesta mustasta, joka on kuollut poliisin käsissä. Ihmiset odottavat oikeutta George Floydille, mutta kaikille muillekin viattomille, jotka ovat kuolleet ennen häntä. Tämä vaatimus institutionaalista rasismia vastaan ei ole mikään uusi, mutta tämä on laajempi liike kuin koskaan aikaisemmin. Vanhat, nuoret, mustat, valkoiset, kaikki haluavat järjestelmän muutosta. Tämä vaatimus pian tuli myös Eurooppaan. Tämä korostaa sitä, että rasismi ei ole pelkästään amerikkalainen ongelma. Myös Euroopassa ihmisiä syrjitään rodun takia. Äh, mustalla elämällä on merkitystä ja sen takia meidänkin on toimittava. Ja äh, tervehtyminen ei voi alkaa ennen kuin äh, tunnustamme mm, synkän kolonialistisen menneisyytemme ja miten se vaikuttaa elämäämme, erityisesti mustien ja ruskeiden ihmisten elämään. Nyt meillä on mahdollisuus muutokseen. Kiitoksia. Madam Vautmans. Kiitoksia seuraavana edustaja Vautmans, yksi minuutti. Mikrofoni. That's a false start. Thank you very much. No niin, otin sinä paras lähdön. Oikein paljon kiitoksia. Hyvät kollegat, voitteko kuvitella, mitä äiti tuntee, jos tytär kysyy päivittäin, äiti, minä en halua tätä ihon väriä. Minä haluaisin olla valkoinen. Voitko vaihtaa ihon väriäni? Miltä se tuntuu? No minä tiedän, miltä se tuntuu, sillä minulle näin kävi. Minulla on kaunis, hie, komea, tummaihoinen miesi, mies ja kaksi tummaihoista lasta, joten tämä on erittäin tärkeä keskustelu. Meidän täytyy varmistaa, että George Floyd saa muutoksia aikaiseksi. Meidän täytyy taistella syrjintää, rasismia vastaan reaalia online-maailmassa vahvemmin kuin aikaisemmin. Eurooppa on se, joka ajaa ihmisoikeuksia arvoja, mutta arvoisa komissaarin jäsen von der Leyen, Tänään annoitte selkeän viestin, mutta viime päivien aikana komission ja neuvosto ovat loistaneet poissaolollaan. Me tarvitsemme vahvoja viestejä. Meidän täytyy puhua asian hyväksi ja toimia, jotta kaikki lapset, olipa heidän ihon värinsä mikä tahansa, voivat elää turvallisesti Euroopassa. Mustan elämällä on väliä. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Fest, yksi minuutti. Ja, vielen Dank. Äh, struktureller Rassismus in Europa. Paljon kiitoksia. Rakenteellinen rasismi Euroopassa. Noinkohan on. Laittomat maahanmuuttajat osoittavat mieltään saadakseen pysyvän oleskeluoikeuden Euroopassa. Tämä nyt ei ole rakenteellista rasismia. Me olemme nähneet taisteluja kadulla, vaikka poliisit eivät tähän puutu laisinkaan, ja tämäkään ei vaikuta rakenteelliselta rasismilta. Saksassa, Alankomaissa, Belgiassa ja monissa muissakin maissa maahanmuuttaja-alueille ei uskalla poliisi mennä laisinkaan. Tämäkään ei ole rakenteellista rasismia. Kaikki väittävät, että näin kuitenkin on, ja vaan Silti sadat tuhannet afrikkalaiset haluavat Eurooppaan, mutta helppo ratkaisu tähän on siihen, jos uskotte, että rakenteellista rasismia on olemassa. No, Global Compact on Migration, lopettakaa se, kunnes on varmistettu, että tämä niin sanottu rakenteellinen rasismi on saatu kitkettyä eurooppalaisista toimielimistä. Paljon kiitoksia. For one minute, Kiitoksia. Seuraavan edustaja Delvos Corfield, yksi minuutti. La mort de George Floyd, le 20... Floydin kuolema 25. toukokuuta suututtaa meitä, se on aivan normaali. Tämä on jatkoa pitkään listaan, jossa musta, mustia amerikkalaisia on kuollut poliisin käsissä vuosikymmenten ajan ja varsin usein oikeutta ei ole heitä kohtaan annettu. Kyllä, monilla tasoilla on rakenteellista rasismia Amerikassa järjestelmässä, mutta järjestelmästä ra- rasismia löytyy myös meidän eurooppalaisista demokratioistamme ja yhteiskunnistamme. Euroopan Kansalaiset kärsivät päivittäin vaikeuksista koulutuksen, työllisyyden, asunnon löytämisen kohdalla johtuen heidän taustastaan tai oletusta taustastaan ei ole tarpeeksi monimuotoisuutta toimielmissä. Se näkyy parlamentissakin. Ei, ei myöskään hallinnossa löydy monimuotoisuutta, mutta jotkut kansalaisemme kärsivät joka päivä – että heitä pysytetään kadulla poliisin toimesta. He käsivät väkivallasta joskus poliisin käsissä. Ja meidän hallituksemme vain ignoroivat tämän järjestelmällisyyden tässä toiminnassa. Ranskassa, Saksassa, Belgiassa ja muualla on ollut vastaavia kuolentapauksia kuin George Floydin, ja niitä kyllä tulee lisää, jos me emme puutu tähän ongelmaan todella ja uskalla ottaa esille kysymyksen näistä päivittäisistä kadulla pysäyttämisestä ja kuulusteluista. Sofko. Paljon kiitoksia seuraan edustaja Sofko. Yksi minuutti. Um, kiitoksia puhemies Saleb, libanilainen eh, kirjailija, kirjoittaa kirjassaan eh, maailman eh, epäsymmetriasta. Hän sanoo, että eh, valitettavasti on syntynyt aktiivisia orjamarkkinoita Libyassa tai jesidejä ja kristittyjä on vainottu Lähi-idässä. Kaikilla vähemmistöillä ei ole poliisia tai valtiovoimaa, eh, joka puolustaa heidän oikeuksiaan, joutuvat maksamaan järjestelmän muutoksista. Olemme nähneet samantapaisia tapauksia kun yksi uhka on korvannut toisen ja on vainottu niitä, jotka eivät äh, totelleet valitettavasti minun äh, maailman kolkassani ja tuhannet ihmiset kärsivät. George Floydin äh, väkivaltainen kuolema tuhosi amerikkalaisen unelman ja se, että näimme tämän omin silmimme modernin teknologian kautta herätti meidät ja ymmärrämme, että samantyyppisiä tapauksia löytyy löytyy jokaisesta yhteiskunnasta ja vähemmistöstä ja kaikkien tulee tuntea olevansa tasa-arvoisia. Me olemme useita vuosia yrittäneet sanoa, että meidän täytyy välittää eurooppalaista ajattelutapaa. Euroopalla on ollut paras rauhan malli viimeisen 70 vuoden ajan. Viedään eurooppalaista mallia ulospäin ja ollaan rehellisiä itsellemme, koska se on ainoa, joka toimii tähän mennessä. Paljon kiitoksia seuraavana edustaja Pitsula, yksi minuutti. President. Kiitoksia rouva puhemies. Minäkin haluan tuomita jyrkästi George Floydin kohtaman väkivallan. Valitettavasti hän ei ole yksittäistapaus. Tämä systemaattinen institutionaalinen rasismi ei ole kadonnut, vaikka orjuudesta luovuttiin vuosikymmeniä sitten. Rasismin vastainen taistelu ei pääty tähän. Meidän täytyy katsoa asiaa laajemmin. Euroopan unioninkin tekee virheitä. 12 vuoteen ei ole neuvostossa blokattu rasismin vastaisia tekstejä, on olemassa erinäisiä ehdotuksia, mutta meidän täytyy muistaa, että myöskin opetusohjelmat ovat joskus ikään kuin tois puoleisesti painottuneita. Jos katsotaan transatlanttisia suhteita, niin Euroopan unionin pitäisi tehdä kaikkensa vahvistaakseen suhteita Yhdysvaltoihin ottaen huomioon oikeusvaltioperiaate, ihmisoikeudet ja demokratia näkemykset. Meidän täytyy tuomita kaikki ne, jotka aktiivisesti pyrkivät ajamaan kiilaa yhteiskuntien väliin. Meidän on taisteltava moninaisuudessaan yhtenäistä ja tasa-arvoisen Euroopan puolesta. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana edustajan Semedo, yksi minuutti. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Haluaisin jakaa kansan esseen, jonka kirjoitin, kun olin kahdeksanvuotias. Minä olen Monika Semeno. Minulla on kaunis musta iho. Minun perheeni tuli Kapverdeltä Luxemburgiin. Meidän täytyi melkein palata saarellemme, koska meidät piti karkoittaa maasta. Alussa minä olin San François-instituutissa. Nyt meidän äitimme on löytänyt eh, hienon suuren asunnon. Minä olen iloinen, eh, tyytyväinen kaikkeen. Eh, opettajani oli iloinen, kun sanoin, me olemme kaikki luksemburilaisia. Ja hän lisäsi, me olemme kaikki vain ihmisiä. Kuitenkaan väri ei ole näkymätön. Minä olen kokenut rasismia. Ympärilläni on ollut 14 neonatsia, jotka ovat huutaneet minulle. Usein lentokentillä minut pysäytetään. Kerran minut jopa erotettiin ystävistäni tunneiksi. Olen kuullut traagisia kommentteja mustista, mutta sitten sanotaan, no sinä olet poikkeus. Ja minä sanon, ei, minä en ole poikkeus. Siksi meidän on tuettava tätä päätöslauselmaa ja vedottava neuvostoon, että se eh, ryhtyy käsittelemään syrjimättömyysdirektiiviä. Nyt eh, vaikenemisen aikakausi on päättynyt. Thank you for one minute. Kiitos. Seuraavana edustaja Fanden Riesche, yksi minuutti. All lives. Puhemies, kaikilla ihmishengillä on merkitystä, mutta tästä on nyt tullut tavallaan tapu. Journalistit, poliitikot ja professorit puhuvat Amerikasta ongelmasta ja poliisin väkivallasta pyrkivät siirtämään se myös e- Eurooppaan. Ja näin ja väärinkäyttävät tätä politiikan teossa, mutta se ei ollenkaan ole järkevää. Ei meillä ole mitään poliisiongelmaa mustia kohtaan päinvastoin. Poliisit kärsivät liiasta hyökkäyksistä. Ei ole mitään ongelmaa rasismista, joka on rakenteesta päinvastoin. Missään maailmassa ei anneta näin paljon mahdollisuuksia pärjätä kuin täällä. Me emme ole, meillä ole etuoikeuksia e- valkoisen värimme takia. Päinvastoin yhteiskuntamme on tulosta kovasta työstä, ja esiisemme toiminnasta. Ja sen sijaan, että äh, rikontava niin vasemmisto herättää vihaa ja pyrkii käyttämään tässä kulttuuriamme väärin. Me emme koskaan pyydä anteeksi, Et emme hyväksy, että ihmiset joutuvat polvilleen sen takia, että heillä on tietty ihonväri. Me olemme osa ainutlaatuista sivilisaatiota ja meidän pitää olla tästä, voida olla tästä ylpeitä. Kiitos. Hyvät kollegat, ennen kuin jatkamme keskustelua, niin haluaisin tehdä ilmoituksen. Eli ensimmäinen äänestyskierros avataan. Tiedätte, mistä tulemme aloittamaan. Eli äänestys alkaa 16.30 ja päättyy 17.45. Samaa äänestysmenettelyä käytetään kuin toukokuisessa ensimmäisessä täysistunnossa. Mitä tulee koskemattomuustekstiin, niin äänestys järjestetään salaisena äänestyksenä, muuten toimitaan normaalilla tavalla ja tämä tästä tekstistä ei käy ilmi mitään muuta kuin että ääni on annettu, mutta muuta ei kerrota. Kyse on myöskin äh, nimenhuutoäänestyksistä ja voimme hyväksyä myöskin maksimissaan 400 mittaiset äänestysilmoitukset. Tulokset ilmoitetaan 2015. Pyydän anteeksi, että jouduin keskeyttämään tämän erittäin tärkeän keskustelun. Seuraavan edustaja Karas, yksi minuutti. George Floydin rasistisen murhan kuva ei jätä minua rauhaan, eikä se pitäisi jättää ketään meistä rauhaan. Rasismi on globaali eh, nykypäivän ongelma. Myös meillä on rasismia, on sosiaalista epätasa-arvoa, köyhyyttä, syrjintää, väkivaltaa. Eh, työpaikoilla, koulutusjärjestelmissä, asuntomarkkinoilla on epätasa-arvoista palkkausta, kun on kyse pakolaisista ja vähemmistöistä. Meillä on kyllä kädet täynnä tekemistä, jos haluamme ottaa vakavasti perusoikeuskirjamme Euroopassa ja maailmalla ja pidämme sitä toimintaa tehtävänämme ihmisarvo kunnioitus, syrjintäkielto, liberaali demokratia, vähemmistöjen suoja. COVID-19 lisää sosiaalista epätasa-arvoa pitkällä aikavälillä. Siksi äh, äh, jälleenrakennus äh, ja elvytyssuunnitelman täytyy olla myös taistelu ähm, syrjintää vastaan Euroopassa, koska vain tällä tavoin voimme vahvistaa demokratiaa, myöskin torjua rasismia ja sosiaalista hätää. Madame Guillaume. Kiitos. Seuraavan edustaja Guillaume, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Jaan sen, mitä monet täällä ovat aikaisemmin sanoneet, ovat kuinka he pitävät rasismia vastenmielisenä, joka on kestänyt aivan liian kauan. Ja indikaattorit ovat todella huolestuttavia edelleenkin, koska ihmiset kuolevat tutkintavankeudessa ja niin edelleen. Kolme asiaa. Ensinnäkin tämä direktiivi syrjintää vastaan, syrjinnän vastainen direktiivi, joka on ollut voimassa 11 vuotta, ne, mutta neuvosto ei halua kehittää tätä tekstiä eteenpäin, että se koskisi kaikkea syrjintää. Tällaisen pitää loppua tai jäsenvaltiot, jotka ymmärtävät paremmista on kyse. tarvitaan uusi lainsäädäntöehdotus kokonaan tätä korvaamaan. Sitten toiseksi päätöslauselma tekstimme, josta sieltä puuttuu viittauksia olennaisesti tärkeisiin toimijoihin, kuten kansalaisjärjestöihin, kun toimitaan rasismia ja syrjintää vastaan jos heitä tuettaisiin paremmin, voitaisiin välttää tietyt virheet ja ylilyönnit. Sitten kolmanneksi tässä puhutaan tila- etnisistä tilastoista. Pitää olla hyvin varovainen tässä asiassa, kun ajatellaan perustuslaillisuutta jossakin maissa ja myös sen takia, että tilastot ovat tavallaan valokuva jossakin hetkessä, jostakin hetkestä, eikä niin, ei, ei, eivätkä ne voi korvata todellisia taloudellisia, taloudellisia ja sosiaalisia ehdotuksia, joilla vähennettäisiin epätasa-arvoa. Hyvät kollegat, on hyvä, että käymme tätä keskustelua tänään. Parlamentissa liian usein neofastiset tai neonatsipuolueet, eh, jotka ovat kuitenkin pieniä vähemmistöjä, tarttuvat mihin tahansa keskusteluun ja muuttavat sen omaksi vihapuheekseen toista kohtaan. Tämän päivän keskustelu on todellakin tärkeää, että voidaan muistuttaa tärkeästä asiasta kansalaisille, jotka ovat kärsineet rasismista Euroopassa. Me, Euroopan parlamentin edustajat, olemme täällä heitä varten. Olemme täällä, jotta vastustamme tällaista yhteiskuntaa jakavaa puheenvuoroa. Me haluamme puhua kovemmalla äänellä kuin tällaiset mini-Trumpit, mini-Bolsonarot, äh, Penit ja muut. Äänestys äänestyksen jälkeen, keskustelun, keskustelun jälkeen, päätöslauselma, päätöslauselma, mutta emme luovuta piiruakaan rasistiselle, xenofobiselle ideologialle. Eurooppalainen hanke rakentuu sovintoon toisen kanssa. Eurooppa parhaiten toimii rasista äärioikeistoa vastaan. Kun ajatellaan identiteettämme, näemme monimuotoisuutemme vahvuuden. Ei rasismille. Meidän pitää olla yhtenäisiä monimuotoisuudessa. Me, me, meitä on enemmän ja tätä kautta, erilaisuuden kautta olemme myös kauniimpia. I now give the floor. Kiitos. Ja seuraavana komissiolle vastaus. Mahdollisuus. Komission jäsen Jourova, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puhemies, arvoisat jäsenet. Kiitoksia oikein paljon tästä erittäin tärkeästä keskustelusta. Oli aivan selvää siitä, mitä Ursula von der Leyen sanoi alustuspuheenvuorossaan. Ei ole sijaa rasismille meidän unionissamme. Komissio tuomitsee kaiken laisen rasistisen äh, tai muukalaisvihamielisen väkivallan, mutta tuomitsemme väkivallan äh, muutenkin, mikä ikinä sen syy onkaan. Ja poliisin on tehtävä äh, vaikea työnsä, mutta aina lain määrittelemissä selkeissä rajoissa rasistinen tai etninen profilointi ei ole hyväksyttävää ja meidän perusoikeusvirastomme jo muutamia vuosia sitten julkaisi suuntaviivoja poliisikoulutusta ja sotilaskoulutusta varten, jotta voidaan välttää tällaista kohtelua. Kyllä, mustilla elämillä on merkitystä, koska kaikella elämällä on merkitystä Jokainen musta äh, tai valkoinen tai mitä ikinä rotua tai kansalaisuutta onkaan, äh, jokaisella pitää olla sama oikeus löytää paikkansa ja äh, etsiä onneaan meidän yhteiskunnissamme. Meidän kaikkien pitäisi voida sanoa lapsillemme ja lasten lapsillemme, ei teidän tarvitse huolehtia, kukaan ei tapa teitä teidän ihonvärinne takia. Mutta tämä keskustelu on myös keskustelu siitä, missä vaiheessa olemme Euroopassa äh, rasismissa ja muukalaisvihamielisyydessä. Meillä on hyvin paljon tietoa äh, jo mainitulta perusoikeusvirastolta. Viimeisin äh, kertomus osoittaa selvästi, että vähemmistöt kärsivät häirinnästä, väkivallasta, etnisestä ja rodullisesta syrjinnästä eri elämän osa-alueilla EU:ssa. Ja meillä on vahvaa lainsäädäntöä, mutta lainsäädäntö ei voi kaikkea hoitaa. Meillä on lainsäädäntöä korkeimmalla mahdollisella tasolla. Puheenjohtaja von der Leyen mainitsi perusoikeuskirjan. Me tasa-arvodirektiivistä on kulunut 20 vuotta ja 10 vuotta rasismia ja mukalaisvihamielisyyttä käsittelevän puitedirektiivin hyväksynnästä, mutta silti rasismia on meidän on todellakin saattava hyväksyttyä tasa-arvoisen kohtelun direktiivi, joka täällä mainittiin ja useaan otteeseen. On häpeällistä, että tämä direktiivi on ottanut hyväksyntänsä 12 vuotta. Ja todella luotan kollegani Dalliin, joka oli täällä vielä vähän aikaa sitten, että hän pystyy vakuuttamaan jäsenvaltiot siitä, että ne tekevät yksimielisen päätöksen, koska tämä direktiivi vaatii yksimielisyyttä. Lainsäädäntö itsessään on niin tärkeä, mutta sen täytäntöönpano myös. Mutta meidän on tehtävä vielä paljon enemmän, koska mikä meidän ongelmamme on? Se on syvään juurtuneet stereotypiat ja ennakkoluulot. Me tarvitsemme tiedotusta, koulutusta, kulttuuria ja tarvitsemme tasa-arvoelimiä, joita jotka lainsäädäntömme vahvisti viime kaudella ja joiden pitäisi tehdä hyvää työtä. Me tarvitsemme luottamusta vähemmistöjen edustajilta, että he kertovat häirinnästä ja väkivallasta, joka heihin kohdistuu. He eivät luota eh, eivätkä kerro. Ja ensi viikolla me tulemme myös päivittämään strategiaamme, joka liittyy uhrien oikeuksien direktiivin täytäntöönpanoon, jotta uhrit kertoisivat. Mutta meidän pitäisi tehdä paljon enemmän niin, että meillä ei olisi uhreja. On myöhäistä, kun puhutaan uhreista. Meillä on ongelmia kaikissa jäsenvaltioissa. Sanoisin, että tämä on paneurooppalainen ongelma, mutta meillä on maakohtaisia oireita. Ja meillä on vain 15 jäsenvaltiota tällä hetkellä, joilla on rasismin vastainen strategia voimassa. Meidän on toimittava, puuttava vakavasti tästä. Tämän asian on muututtava. Meidän pitää tehdä myös paljon enemmän yhteistyötä digitaalisen maailman kanssa, koska me näimme hyvin paljon vihan lisääntymistä internetissä. Meillä on tehokkaita välineitä vihapuhetta vastaan ja alustoja, jotka tekevät yhteistyötä, mutta meidän on tehtävä vielä paljon enemmän. Tänä vuonna, jos tiedätte komission työohjelman, me haluaisimme ylläpitää perusoikeuskirjaa käsittelemällä perusoikeuskirjan e- täytäntöönpanostrategiaa. Aion myös päivittää romanistrategian ja HLBTI liittyvät e, strategiat. Ja sitten meillä on myös tämä uusi New, Gener- EU New Generation budjetti. Siinä puhutaan myös, että sillä pitää olla äm, sosiaalinen ulottuvuus, kenenkään ei pitäisi jäädä jälkeen ja kaikilla pitäisi olla samat mahdollisuudet, kun käytetään EU-määrärahoja. Meillä on toivottavasti myös sosiaalirahasto, jolla on riittävästi määrärahoja, että se voi auttaa vähemmistöjä. Tässä ei ole kyse poliittisista väreistä, vaan ihan perusihmisoikeuksista siitä, että meitä kohdellaan tasa-arvoisesti riippumatta meidän ihon väristämme, seksuaalisesta suuntautumisestamme tai uskonnostamme. Meitä poliitikkoja pitäisi painostaa enemmän. Meitä poliitikkoja ja mielipidevaikuttajia, jotka pystymme vaikuttamaan siihen, mitä yhteiskunta ajattelee ja miten ihmiset lähestyvät vähemmistöjä. Me emme saa levittää estää rasistista vihamielisyyttä poliittisista syistä ja meidän on investoitava pitkän aikavälin kulttuuriin ja koulutukseen ja monen muuhun pitkän aikavälin toimenpiteeseen. Kuten Ursula von der Leyen sanoi ja minäkin voin sen vahvistaa, minä en todellakaan tiedä miltä tuntuu olla musta. En ole ikinä kokenut minkäänlaista syrjintää. Siksi aina kun menen jäsenvaltioihin ja puhun esimerkiksi nuorille romaneille. Kysyn aina heiltä, jotka onnistuivat menemään toiseen asteen koulutukseen, jotka onnistuivat pääsemään yliopistoon, niin kysyn heiltä, miten onnistuitte siitä, koska tiedän, että heidän lähtökohtansa ovat paljon vaikeammat kuin esimerkiksi minun lapseni lähtökohdat tai monien muiden lapsien lähtökohdat täällä ja he aina sanovat, että oli kolme vaihetta. yhdessä vaiheessa ymmärsin, että en halua elää vanhempieni elämää, haluan tehdä jotain muuta, haluan päästä ulos tästä loukusta usein köyhyysloukusta. Köyhyys oli se ongelma. Toinen vaihe, joka oli erittäin tärkeä ennakkoehto, oli se, että minun oli löydettävä auttava käsi. Ne jotka onnistuivat, löysivät aina auttavan käden ähm, paikallisyhteisössä, pormestari, kansalaisjärjestö, opettaja tai koulun rehtori, he eivät olisi selvinneet ilman apua. Joten toleranssi syrjinnälle ja rasismille, se ei riitä. Meidän on ryhdyttävä proaktiivisiin toimiin ja tuettava ihmisiä pääsemään ulos vaikeuksista. Kiitoksia. Thank you. Kiitos ja nyt puheenvuoro kollega Brynjatsille, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia arvoisat edustajat. Tämä oli tärkeä ja tunteellinen keskustelu. Kiitokset tästä mahdollisuudesta osallistua tähän keskusteluun. Uskon, että toimielimemme ovat pitkälti samoilla linjoilla tämän tärkeän aiheen tiimoilta. Ihmiskunnian vapauden, demokratian, oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen ovat Euroopan unionin peruskiviä. Neuvosto on sitoutunut arvojen kunnioittamiseen sekä ulkosuhteissa, myöskin niiden kumppaneiden kanssa, jotka ovat samalla linjoilla yhdysvaltalaisten kanssa. Ja voin vielä kerran vain todeta, että puheenjohtajavaltio ja koko neuvosto eivät hyväksy minkäänlaista rasismia tai syrjintää ja me haluamme yhdessä teidän kansanne taistella näiden kitkemiseksi. Meidän täytyy täydentää toimintaamme myöskin täytätöön panolla, myöskin koulutuksella, valistuksella, keskusteluilla ja vasta ehdotuksilla. Ja neuvosto tulee tekemään kaikkensa seurataakseen tätä keskustelua. Minä tänään seurasin keskustelua ne tarkkaan. Meidän on kuunneltava nuoria, jotka rauhanomaisin keinoin vain peräänkuuluttavat oikeudenmukaisempaa maailmaa. Oikein paljon kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia arvoisat kollegat. Keskustelu päättyy tähän ja äänestysaiheesta aiheesta toimitetaan perjantaina. Kiitoksia. Ehm, e Kiitoksia hyvät kollegat. Seuraavaksi meillä on esityslistalla yhteiskeskustelu Euroopan neuvoston eh, kokouksen valmistelu ja suositukset iso britannian Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa uudesta kumppanuudesta käytäviä neuvotteluja varten. Eh, meillä on eh, neuvoston lausunnot, komission julkilausumat tästä Eurooppa-neuvoston kokouksesta ja sitten edustaja Pirin ja Hansenin mietintö Brexitistä. Ja nyt annan ensimmäiseksi puheenvuoron neuvoston puolesta ministeri Brynjatsille. Olkaa hyvä. Thank you, President, honorable members. The coronavirus pandemic. Kiitoksia puhemies. Hyvät parlamentaariset, koronavirus edelleen esittää, asettaa valtavia haasteita yhteiskunnallemme. Kun olemme pääsemässä huippukriisistä eteenpäin, edessä on vielä muita kielisiä tehtäviä. Pitää luoda olosuhteet taloudelliselle sosiaaliselle elpymiselle meidän täytyy tukea erilaisia sektoreita ja alueita, jotka ovat erityisesti kärsineet äh, tästä ja saadaan talous liikkeelle ja saadaan aikaan kestävää elpymistä kautta Euroopan silti meidän pitää myös varmistaa, että muut prioriteettikysymykset unionissa, kuten vihreä digitaalinen siirtymä, toteutuvat ja saavat oikeat resurssit avukseen. Tämän takia EUn elvytyssuunnitelma, jonka komissio esitteli toukokuun lopussa, on niin tärkeä ja tämän takia siihen keskitytään aivan erityisesti tulevina viikkoina. Pian hyväksymme emme vain elpymisen välineistä, vaan koko monivuotisesta rahoituskehyksestä tuleviksi vuosiksi. Ja tämä ei ole mikään pieni tehtävä. Neuvosto ja Eurooppa-neuvosto ovat täysin liikkeellä tässä yhteisen asian takana. Euroopan, Eurooppa-neuvoston jäsenet käyttävät keskustelua elpymispaketista videokonferenssin kautta perjantaina Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja haluaa antaa tilaisuuden keskustella eri aspekteista, jotka liittyvät kokonaispakettiin ja näin valmistellaan tulevaa huippukokousta jonka pitäisi olla ehkä jopa fyysinen kokous. Puheenjohtajavaltio on aloittanut tämän poliittisen konsultaation kaikkein korkeimmalla tasolla, sen kun komissio teki oman ehdotuksensa me myös välittömästi ajattelemme, aloimme tehdä työtä neuvostossa. Kroatia puheenjohtajakaudella on järjestänyt joukon kokouksia, poliittisia ja teknisiä kokouksia, jotta edustajat voivat huolella tutustua ja esitellä sitten omat näkemyksensä paketin eri tekijöistä. Tämä poliittinen tekninen työ ehdotuksista on tarpeen, jotta voidaan tehdä tietä johtajien käymälle keskustelulle. Tämä Nämä neuvottelut neuvostossa ovat auttaneet selventämään monia kysymyksiä ja ne ovat tapahtuneet myönteisessä hengessä. Delegaatiot ovat valmiita tarkastelemaan sekä monivuotista rahoituskehyksestä että elpymissuunnitelmaa yhtenä pakettina ottaen huomioon kriisin vaikutukset. Jatkuva yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa tulee olemaan jatkossakin ratkaisevan tärkeää, jos me haluamme, että paketti tulee voimaan jo tammikuussa vuonna 2021. Silloin Euroopan neuvoston täytyy antaa poliittista ohjeistusta neuvostolle ennen kesälomaa. Tätä kautta voimme pyytää nopeasti parlamentilta suostumusta ja hyväksyntää. Puhutaan suoraan, rehellisesti tämä on hyvin kunnianhimoinen lähestymistapa. Kannat ovat vielä varsin kaukana toisistaan jossakin kysymyksessä, mutta yhdessä meidän pitää varmistaa ja tehdä kaikkemme niin, että monivuoten rahoituskehys ja elpymisväline nopeasti tuovat konkreettisia myönteisiä tuloksia kansalaisillemme ja yrityksillemme vaikkakin tämä elpymispaketti on pääkohde perjantain neuvotteluissa, tullaan käsittelemään siellä myös muita kysymyksiä. Aivan erityisesti mainitsisin, että puheenjohtaja Michel tulee kertomaan johtajille tilanteesta koskien EUn ja ystävän kuningaskunnan neuvotteluita tulevasta, ja heidän tulevasta kumppanuudestaan. Ikävä kyllä tähän mennessä emme ole saavuttaneet niin paljon kuin toivoimme saavuttavamme. Tämä koskee kaikkea neljää On tärkeää kysymystä, yhtenäiset toimintamahdollisuudet, kalastus, hallintokysymykset, turvallisuus, ulkopolitiikka, ulkoinen turvallisuus, josta tekin puhutte suosituksessanne. Sitten, koska ystävän kuningaskunnan hallitus on todennut, että eivät aio pyytää jatkoaikaa siirtymäajalle, niin edessämme on noin neljä kuukautta aikaa neuvotella ja pitää ottaa huomioon, että täytyy, tarvitaan myös aikaa kunnollisen ratifiointiprosessille. Se seikka, että meillä on näin vähän aikaa, ei ole ollut parlamentin tai neuvoston valinta, mutta meidän pitää tätä tilannetta nyt noudattaa poliittinen julkilausuma, joka johtaa neuvottelijoitamme, samoin teidän päätöslauselmanne tästä asiasta johtuvat eh, yhdistyneen kuningaskunnan tilanteesta. Se voi joko säilyttää liittoutuma, liittoutuma tällaisen asemansa EUn kanssa ja se voi edelleenkin osastua sisämarkkinoilla tai se voi valita oman tiensä täysin, ei vain ajatellen suverenisuuttaan, vaan myös mitä tulee sääntelykysymyksiin, jotka vähentävät kumppanuuden syvyyttä, joka lopulta voidaan saada aikaan. Me uskomme, että neuvottelun mandaatti, jonka neuvosto hyväksyi viime helmikuussa, pitkälti. Tämä löytyy myös teidän päätöslauselmastanne. Niin se antaa varmasti tarpeeksi joustoa, jotta voidaan löytää yhteisymmärrys tässä lyhyessä ajassa, joka jäljellä on. Tämän takia me myös tuimme neuvotteluiden päätöstä tiivistää eh, neuvotteluiden pohjaa kesän aikana niin, että lokakuuhun mennessä voimme nähdä luonnoksen tästä kumppanuudesta syntyvän. Ennen kuin lopetan puheenvuoroni, niin korostan vielä sitä, niin kuin teidänkin suosituksessanne suositellaan, että voidaan nyt olla hiukan huolestuneita tämänhetkisestä verosopimuksen tilanteesta. Kumppanuusneuvottelujen täytyy kulkea käsi kädessä sen kanssa, miten täytäntöön pannaan erosopimusta. Kiitos. Signora ministra, eh, la parola... Kiitoksia, hyvä ministeri. Ja seuraavaksi komission puheenjohtaja. Kiitän häntä siitä, että hän on paikalla ja toivotan tervetulleeksi myös äh, varapuheenjohtaja Sefcovicin ja Michel Barnier. Uh, eh, negotiations. Paljon kiitoksia. Neuvottelut yhdistyneen kuningaskunnan kanssa ovat aina olleet hankalia. Niin, tälläkin kertaa. Maanantaina puhemies Soli, puheenjohtaja Michel ja minä keskustelimme siitä, miten Johnsonin kanssa tulisi keskustelua käydä. Pääministeri ilmoitti meille, että hän ei halua siirtymäaikaa jatkaa vuoden lopusta. Me olemme aina olleet valmiita tarjoamaan lisäaikaa mutta tähän tarvitaan aina molempien osapuolten hyväksyntä, joten nyt olemme päässeet ikään kuin puoleen väliin, mutta viisi kuukautta en enää aikaa. Mutta asiat ei ole käsitelty vielä puoleen väliin. Vähän on aikaa käytettävissä, mutta teemme kaikkemme, jotta sopimus saadaan aikaiseksi. Me osallistumme keskusteluihin, kuten aina, rakentavassa hengessä, ja me voimme olla luovia, jotta löydämme yhteisen lähestymistavan, vaikka sellainen uupuu nyt tyystin. Mutta me emme missään nimessä voi hyväksyä sitä, että kyseenalaistaisimme eurooppalaiset periaatteet ja riippumattomuutemme, sillä meidän velvollisuutenamme on suojella Euroopan kansalaisten etuja. Michel Barnier on tehnyt erinomaista työtä viime kuukausien aikana. Useaan otteeseen hän on kertonut, miksi nämä neljä asiaa ovat niin tärkeitä, yhtäläiset mahdollisuudet. Kyse on siitä, että kaikki voivat kilpailla oikeudenmukaisesti. Me olemme valmiita taistelemaan hienojen brittiyritysten kanssa, mutta me emme voi hyväksyä työtekijää suojeluun liittyvien ja muiden standardien leikkaamista. Tästä pitää olla hyötyä sekä EUlle että UKlle, eli tässä ei lähdetä vesittämään nykyperustaa, vaan pyrimme aina vain nostamaan rimaa. Ja mitä tulee kalastukseen, on kiistata selvää, että UKlla on sanomis- ja päätäntävalta omilla aluevesillään, mutta me vaadimme ja pyydämme takeita ja ennustettavuutta kalastussektorilla niille, jotka ovat jo vuosikymmenten ajan kalastaneet näillä vesillä. On tietenkin selvää, ettei tässä voida hyväksyä kattavaa kauppasopimusta ilman kalastusta ja yhtäläisiä toimintamahdollisuuksia tai vahvaa hallintomekanismia. Hallinto, niin se saattaa kuulostaa byrokraattiselta termiltä, mutta se on kaikkea muuta kuin sitä. Tämä on tärkeää yritysten kannalta ja sekä kansalaisille täällä ja Brittein saarilla, ja se on yhtä lailla tärkeää varmistettaessa, että se, mistä on sovittu, niin siitä pidetään kiinni ja se toteutetaan. Ja mitä tulee sitten poliisi- ja oikeusalan yhteistyöhön, me haluamme, että kansalaisten oikeuksia, vapauksia, perusoikeuksia ja dataa varjellaan kaikissa olosuhteissa. Ja tästäpä syystä me odotammekin, että tuomioistuimelle viedään asiat käsiteltäväksi, jos tarvis vaatii. Aina, kaikissa suhteissa näin teemme, olipa kumppani kuka tahansa. Nämä ovat keskeisiä Euroopan unionin periaatteita, oikeudenmukainen kilpailu, sosiaalistandarien nostaminen, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen vaaliminen. Se on meidän DNAmme ja sitä emme lähde muuttamaan. Arvoisat edustajat, olen erityisen iloinen siitä, että toimielimet ovat olleet yhtä mieltä asiasta ja että parlamentti on kaiken aikaa tukenut meitä. Tällä tulee olemaan vielä suurempi merkitys seuraavassa neuvotteluvaiheessa. Kukaan ei voi varmuudella sanoa, minne tie johtaa ja missä olemme vuoden lopussa, mutta se on varmaa, että me olemme tehneet puoleltamme kaikkemme, jotta sopimus saadaan aikaiseksi ja jotta naprusuhteet UKon kanssa lähtevät hyvältä pohjalta käyntiin. Arvoisat edustajat, brittikollegamme ovat valitettavasti päättäväisesti ottamassa takapakkia EUn ja yhtenäismarkkinat he haluavat jättää taaksensa, mutta me haluamme varmistaa, että tästä ei ole haittaa yrityksillemme, mutta meidän täytyy ottaa taloudellinen ja terveysalan kriisin haasteet, jotka ovat olleet ennen näkemättömät huomioon. Komissio on vastannut haasteeseen. Next Generation EU on rohkea ja kunnianhimoinen ehdotus, se on tasapainoinen ehdotus. Se tarjoaa kaikille, ta- tarjoaa apua kaikille niille, jotka ovat kärsineet ihmisenkien menetyksestä sairaasta, mutta yhtä lailla niitä, jotka ovat epäsuorasti kohdanneet vaikeuksia, koska työttömyysluvut kasvavat kasvamistaan ja yritykset joutuvat sulkemaan ovensa. Next Generation EU ei ole mikään pelkkä e, pelastuspaketti. Se tukee innovatiivista tutkimusta ja pyrkii investoimaan rahoja juuri tulevaisuuden kannalta tärkeisiin tekniikoihin. Ja jos pääsemme eteenpäin, niin siitä hyötyy sekä sisämarkkinat että EUn kilpailukyky ja innovointikyky. Tärkeää on, että pääsemme todellakin nyt tälle kaipaamallemme uudistuksen tielle. Me emme halua palata kriisiä edeltävään aikaan, vaan uuteen aikakauteen, innovoivaan aikakauteen, joka tekee EUsta vielä vahvemman kuin aikaisemmin. Next Generation EU on myöskin sopimus sukupolvien välillä. Kyllä, nyt jos koskaan kaivataan todellisia investointeja, jotta kriisi voidaan selättää mutta rahan avulla saadaan parempi, kestävämpi ja digitalisaatioon perustuva Eurooppa. Ja Eurooppa on suunnan näyttäjä. Muut maailman kolkat kyllä seuraavat, mitä EU:ssa tällä hetkellä tehdään. Ja juuri tästäkin syystä Next Generation EU tehtiin sellaiseksi, että Euroopan unionin asema vahvistuu sekä ö, lähialueilla että maailmanlaajuisesti. Nyt meillä on mahdollisuus ja myöskin velvoite rakentaa sellainen Eurooppa, joka on paremmin kykenevä taistelemaan tyrskyjä ja myrskyjä vastaan ja tarjoamaan tuleville sukupolville turvallisen ö, paikan. Useampaan otteeseen olen voinut keskustella teidän kanssanne MRKsta ja Next Generation EUsta. Näin tapahtuu myöskin ensi perjantaina huippukokouksessa. Next Generation EU sai periaatteessa positiivista vastakaikua myöskin markkinoilla. Ja on tietenkin selvää, että nyt kun otetaan huomioon tämä volyymi ja tehtävien määrä ja laajuus, että me tarkasti kerromme, mistä on kyse ja että me käymme sen kokonaisuudessaan läpi, myöskin täällä parlamentissa. Tärkeänä pidän Euroopan parlamentin roolia, se, että kansallisia uudistuksia tehdään ja että myöskin eurooppalaiset prioriteetit huomioidaan, varsinkin vihreän ohjelma, vastustuskyky ja digitalisaatio, ja että otetaan huomioon myöskin tarve uusille omille varoille, jotta laskut saadaan maksettua. Olen Voin vakuuttaa teille, että tulemme keskustelemaan teidän kanssanne. Meidän on vedettävä köyttä samasta päästä. meille ei ole varaa viitkastella. Tehkäämme kaikkemme, jotta Eurooppa tästä hyötyisi. Kiitoksia. E, e, adesso la parola. Kiitoksia puheenjohtaja. Seuraavaksi eh, puheenvuoron saa eh, esittelijä Kati Piiri. Kiitos puhemies Sassoli ja puheenjohtaja von Leyen. Hyvät kollegat, 204 päivää. Se meillä on jäljellä, jotta voisimme päästä yhteisymmärrykseen tulevista suhteista yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Meillä on nyt neljä neuvottelukierrosta ja ö, siirtymäkausi on puolivälissä ja nyt olemme jumissa. Nyt tarvitaan uutta energiaa, dynamiikkaa, tarvitaan paradigman muutosta näissä keskusteluissa. Ja vaikka viime mandaatin yhteinen julkilausuma ei antanut meillä montaa vinkkiä. Me täällä toivomme, että tuo korkean tason kokous loi juuri tuon uuden dynamiikan. Tälle parlamentille kattava sopimus takaa reilun kilpailun ja selvät sosiaaliset ja äh, kilpailun ja, ja äh, työllisyyden suojan. Äh, tästä juuri sovittiin. Mikä tämä ei pitäisi olla ristiriidassa? Kun on nolla tariffit, niin siitä sulle myös nolla polka, polkumyynti. Hyvät suut ovat tärkeät sekä yhdistyneen kuningaskunnan että eu kansalaisten kannalla. Olemme iloisia tästä Johnsonin innostuksesta saada tämä sopimus päätökseen kuuden viikon sisällä, mutta pääministeri ei kertonut meille miten. Odotamme kovasti yksityiskohtia vielä. Viimeisten kuukausien aikana Euroopan parlamentti on osoittanut sitoumuksensa ja kantanut vastuunsa tämän sopimuksen aikaansaamisessa. Meillä on koordinaattoriryhmä kaksi johtovaliokuntaa ja seitsemän lausuntoa antavaa vastuvaliokuntaa ja olemme luoneet menettelyn, joka on ainutlaatuinen tätä Christoph Hansenin ja minun mietintöni varten. Tämä osoittaa, kuinka vakavasti otamme roolin Euroopan parlamenttina. Ja puheenjohtajamme tulee myös korkean tason kokouksessa esittelemään kantamme. Olen iloinen, että parlamentti on yhtenäinen tämän vahvan tekstin takana, jolla on selvä poliittinen viesti, joka on yksinkertainen kerta, niin kyllä, me haluamme sopimuksen, mutta emme hyväksy mitä tahansa sopimusta. Meidän hyväksyntämme ehdollinen sille, että yhdistyneen kuningaskunnan hallitus noudattaa omia sitoumuksia. Sen on kunnioitettava poliittista julkilausumaa ja varmistettava erosopimuksen täysi täytäntöönpano. Haluan sanoa selvästi, että se, että yhdistynyt kuningaskunta haluaa pitää jäsenvaltion edut ja hyödyt ilman, että se hyväksyy mitään velvollisuuksia, ei ole realistista. On aivan loogista, että jos haluaa päästä 450 niin ihmisen markkinoille, niin milloin ihmisen markkinoille, niin silloin tarvitsee ehtoja yhdistynyt kuningaskunta halusi lähteä sisämarkkinoilta, me kunnioitamme sitä, mutta myös yhdistyneen kuningaskunnan on kunnioitettava tätä. Ilman tasa-arvoista pelikenttää kalastuksessa sopimusta ei tule. Minä en näe jakolinjaa yhdistyneen kuningaskunnan ja EUn kansalaisten välillä. Minä näen jakolinjan niiden välillä, joilla on visio, jotka haluavat kattavaa sopimusta yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen välillä, joka peruuttaa sitoumuksistaan ja nostaa ideologian oman kansalaisen kansansa etujen yläpuolelle. Tie eteenpäin on selvä. Me olemme yhtenäisiä vaatimuksessamme, että saadaan aikaan kunnianhimoinen ja kattava tulevaisuuden kumppanuus, jossa on selvät rajavedot ja päätökset. EU on yhtenäinen ja on valmis tehdä luottamuksella ja rakentavasti kes- keskusteluja. Meidän pääneuvottelijallamme Michel Barnierlla on täysi tukemme ja toivomme, että nyt vihdoin herra Johnson ja yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ytyy tähän ja toimii. Me olemme valmiita. Kiitos edustaja Piri ja seuraavaksi esittelijä Hansen. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Dear Commissioner. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission puheenjohtaja von der Leyen, herra Barnier, hyvät kollegat, lähes tarkalleen neljä vuotta sitten Brexit-kansanäänestys pidettiin ystävänsä kuningaskunnassa sen jälkeen. Sen jälkeen painful coming to grips with the reality of unwinding decades of membership in the largest single market in the world and in my humble opinion the best cooperation pro uh, project even with its imperfections mankind has so far created Tämä ei ole enää mikään kestävä hanke, vaikka emme voi varmistaa, että se on koskaan niin ollut. Syntyi polarisaatiota, monimuotoisuutta ajavat toimielimet on pyritty vesittämään. Poliittinen Brexit toteutui tammikuussa, mutta taloudellinen Brexit tulee ajoittumaan vuoden loppupuolelle. Ja tässä pitää huomioida myöskin, ettei jatkoaika ole pyydetty. Me tiedämme, mitä haluamme neuvotteluissa saavutettavan. Me tuemme kaikin keinoin pääneuvottelijaa Barnieri. YK, UK haluaa saada tuloksia aikaiseksi rahoituspalveluiden alalla tai pätevyyksien osalta, mutta tässä mennään paljon pidemmälle kuin mitä muissa vapakauppasopimuksissa on haluttu saada aikaiseksi. Me haluamme keskustella myöskin julkisista hankinnoista ja ottaa huomioon myöskin ne sitoumukset, jotka löytyvät poliittisesta julkilausumasta, mutta ei haluta keskustella PK-yrityksistä, mutta muissa yhteyksissä ja neuvotteluissa näin ne tekevät. Esimerkiksi kun kyse on Australian kanssa käytävät neuvottelut. Tästä tuli tietoa tänään ja sitten selvisi, että sieltä tekstistä löytyy myöskin PK-yrityksen käsittelevä kappale. Ja mitä tulee kalastukseen, niin me emme voi hyväksyä tehtyjä ehdotuksia. Yhtäläiset mahdollisuudet ei tarkoita sitä, että sääntöjä ja määräyksiä vain kopipeistataan, vaan että katsotaan, mikä on tämänhetkinen lähes taso ja mistä ei voida lähteä joustamaan. Meidän täytyy varmistaa, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet toimia. Me vakaasti tuemme komissiota ja me haluamme saada aikaiseksi kattavan sopimuksen ja me emme missään nimessä halua tällaista salamitaktiikkaa, tilkkutäkkimäistä sopimusta. Erosopimuksen täytäntöönpano on kaiken A ja O, ja tuomioistuimen pitäisi tehdä kaikkensa, jotta EUn lainsäädäntöä kunnioitetaan. Ja lopuksi saanen vielä kiittää yhteisesittelijä Kati Piiriä erinomaisesta yhteistyötä, yhteistyöstä tällä saralla. Kiitos kuuluu myöskin valiokunnille, jotka ovat antaneet omat lausuntonsa. Nämä ovat erittäin arvokkaita, mutta haluaisin muistuttaa, että vielä on olemassa yksi teksti, jotta saamme aikaiseksi tasapainoisen tekstin. Tämä tulee tapahtumaan marraskuussa. Minä olen vakuuttunut, että brittiläinen Bragrat pragmatismi voittaa ideologian. Tästä olisi hyötyä sekä brittikansalaisille että EU-kansalaisille. Mitä tulee EU-tavaroiden eh, e eh, tarkastamiseen eh, rajoilla, näin voitaisiin varmistaa, että korona ei iske maahan niin vahvasti ja tämä näyttää osoittavan, että nyt halutaan. Kiitos. Nyt kuulemme edustaja Utsaa budjettivaliokunnasta. Kiitos puheenmies, puheenjohtaja. Sanottiin ennen, että puolikas leipä on parempi kuin koko leipä. Vaikuttaa siltä, äh, että nyt yhdistynyt kuningaskunta on tätä mieltä. Aikaisemmin puolileipä ei ollut sama asia kuin kokonainen leipä. Pääministeri Johnson sanoi eilen lehdistötilaisuudessa, sanoi, että hän haluaisi enemmän voimaa näihin äh, neuvotteluihin tämä, vaan on metafora siitä, kuinka yhdistynyt kuningaskunta ei ole tehnyt yhteistyötä viime kierroksilla, ei ollut avoin, eikä se ollut sitoutunut niihin poliittisiin julkilausumiin, jotka se allekirjoitti. Pääministeri Johnson, hän päätöksillä on seurauksensa. Euroopan parlamentti on äm, sitoutunut siihen, että se puolustaa kansalaisten oikeuksia. Tämä ei voi olla mikään seisova pöytä, josta voi valita. Me emme voi hyväksyä tällaista tilkutäki-lähestymistapaa. Tällaisilla päätöksillä on seurauksensa, mutta kukaan ei vie yhdistyneen kuningaskunnan roolia tämän mantereen yhdistymisessä. Me kaikki katsomme ympärillemme ja me tiedämme, että tämä parlamentti on surullisempi ilman brittikollegojaan täällä salissa. me myös tiedämme, että neljä vuotta sitten Joe Cox murhattiin ja Joe Cox sanoi meille, että se mikä yhdistää meitä on tärkeämpää kuin se mikä meitä jakaa. Kiitoksia. Grazie. Kiitos. Ja seuraavaksi Ekon valiokunnasta edustaja Silva Pereira, yksi minuutti, olkaa hyvä. Obrigado, presidente. Ao fim de vários meses, as negociações... Kiitoksia, puhemies. Useiden neuvottelukuukausien jälkeen EUn ja Ystävien Britan kuningaskunnan välillä ilman, että on juurikaan edistyt tärkeässä kysymyksessä. Nimittäin vieläkin on mahdollista että tulee sopimukseton ero. Näissä oloissa ei voida hyväksyä ja on täysin vastuutonta että yhdistynyt kuningaskunta kieltäytyy siirtymäkauden jatkamisesta, kun kuitenkaan ei rakentavasti suhtaudu neuvotteluihin. Ja korostaa vielä sitä, että sitoumukset, jotka se teki erosopimuksessa ja löytyvät myös poliittisen julistukseen, niin tämä ei ole toteutunut esimerkiksi rajatarkastusten muodossa. Jos pääministeri oikeasti haluaa sopimuksen hänen neuvottelutaktiikansa pitää muuttua. Euroopan parlamentti tukee tietenkin Michel Barnier, että saadaan aikaan sopimus ja tekee myös selväksi, mitä me emme haluamme. Se, että ei ole so- so- sopimusta eikä taata kaikkia ympäristö-, sosiaalisia ja muita standardeja. Uhka huonosta sopimuksesta ja uhka sopimuksettomasta erosta ovat vaarallisia pelejä ja leikkejä, joiden lopputus voi olla hyvinkin ikävä. Grazie a nome. Kiitos. Seuraavana IMKO-valiokunnan puolesta edustaja Peters, yksi minuutti. Kiitoksia herra puhemies. Arvoisat kollegat, kello käy, mutta herääkin kysymys, että halutaanko tässä saada haikaiseksi todellinen tulos neuvotteluiden aikana? Eurooppalaiset yritykset ja työntekijät odottavat, että sopimus saadaan aikaiseksi. Varsinkin nyt, niin tällainen pyörämyrsky, kun on iskenyt COVID-19 muodossa. Mene epäonnistumiselle ei ole varaa. Kyse on kymmenistä tuhansista työpaikoista omassa maassani, reilu miljoona Euroopassa, mikäli kova Brexit tulee, joten meidän täytyy saada aikaiseksi kaikinkin keinoin sopimus. Tässä pitää ottaa huomioon uudenlaisen kumppanuuden periaatteet. Haluaisin korostaa sitä, että Erosopimus pitää toteuttaa kaikilta osin. PK-yrityksillä pitää olla varmuutta. Toisaalta haluaisin korostaa sitä, että kun kyse on uudesta kumppanuussopimuksesta, niin sisämarkkinoiden sääntöjä tulee kunnioittaa. Ja kolmanneksi meidän täytyy huomioida, että toimimme kestävältä pohjalta sopimuksen mukaisesti. Tässä ei ole enää kovin paljon aikaa jäljellä, mutta minä toivon, että EUn ja UK välinen sopimus saadaan vielä aikaiseksi jotta tästä syntyy todellinen kumppanuus. Kiitoksia. Daniels. Kiitoksia seuraavana edustaja Danielson. Kiitoksia sitten Danielson liikennevaliokunta. So, tack till Michel Barnier. Kiitoksia puhemies. Kiitän teitä teidän tekemästänne työstä. Herra Barnier, on tärkeää pysyä rauhallisena ja jatkossakin neuvotella mandaatin mukaisesti, jonka olemme hyväksyneet. Minä edustan liikennevaliokuntaa ja on ilmiselvää, että meidän täytyy saada aikaan sopimus, jonka avulla jatkossakin meillä on hyvät suhteet yhdistyneeseen kuningaskuntaan EUsta. Joka vuosi Miljoonat rekat ylittävät rajan, samoin matkustajat ylittävät rajamme. On siis ratkaisevan tärkeää, että todetaan, kuinka tärkeää eh, henkilöliikenne, rahtiliikenne on, mutta samanaikaisesti iso Britannia on päätänyt lähteä EUsta. Se ei voi säilyttää samoja oikeuksia ilman, että sillä on mitään velvoitteita. Tarvitaan siis sopimus, jonka avulla jatkossakin voi olla hyvät yhteydet, mutta edelleen yhdistyneen kuningaskunnan ei pidä vaarantaa meidän ympäristösääntöjämme, sosiaalista lainsäädäntöämme ja niin edelleen. Se on kaikki hyvin tärkeää EUlle. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Arimo, regivalikunnan puolesta yksi minuutti. Paljon kiitos. Puhemies. Dieser Brexit ist und bleibt. Niin meidän täytyy muistaa, että Brexit on valtava historiallinen tappio. Tästä on vain haittaa kaikille. Kiilan ajaminen yhteisön väliin tekee vain ja ainoastaan hallaa. Vain yhteistyön kautta saadaan lisäarvoa aikaiseksi, kuten viimeiset 70 vuotta ovat selkeästi osoittaneet. Mutta myöskin järjestämätön ero on mahdollinen ja minä toivoisin, että PK-yrityksellä olisi tässäkin tilanteessa turvaverkko takanaan, sillä yritykset ja yrityksen työntekijät eivät ole vastuussa tästä tilanteesta. PK-yritykset eivät voi noin, noin vain, kuten suuret yritykset, muuttaa toimintaansa muuttuneisiin tilanteisiin, joten me tarvitsemme pikaisesti apua PKO-yrityksille, mikäli kova Brexit toteutuu, vaikka sitä kukaan ei toivokaan. Joulukuussa rivaliokunnassa sanottiin, että solidaarisuusrahastoa voitaisiin käyttää tällaisessa tilanteessa. Näin me ehdotimme, tuimme sitä kauttaan ja toivoisinkin, että jäsenvaltiot hyväksyisivät tämän, ottaen huomioon, että PK-yritykset tarvitsevat solidaarisuusrahaston varoja mikäli kova Brexit toteutuisi. Kiitoksia. Per onorevole Bellamy per la Commissione Pesca. Seuraavaksi edustaja Bellamy eh, kalastusvaliokunnan puhe. Puhemies, päätöslauselma, jota tässä ehdotetaan, siinä on mukana teksti, jota kaikki poliittiset ryhmät ovat tukeneet kalastusvaliokunnassa, jotta toistan tätä perusperiaatetta, jo, jota Michel Barnier on nyt eteenpäin vahvasti neuvottelussa, ei saada aikaan sopimusta yhdistyneen kuningaskunnan aikana, jos sopimuksessa ei ole pitkäaikaista tasapainoista kestävää sopimusta koskien kalataloutta. Näin voidaan päästä molemmin puolin kalastusvesille kumppaneiden kesken. Tämä on taloudellinen ja sosiaalinen tärkeä kysymys, koska kymmenet tuhannet työpaikat ovat vaarassa. Tämä liittyy alueisiin, jotka elävät, joka, joille tämä on elin, elinkeino ja taitotietoa, tietotaitoa siellä, ja tämä voisi heikentää heidän, asemasta, asemansa. Tämä on myös ekologinen kysymys, koska kalatalous vuosikymmenten ajan on brittien kanssa tarkoittanut sitä, että me kunnioitamme ruoan monimuotoista kalastuksessamme. Meidän pitää noudattaa näitä yhteisiä sääntöjä. Tässä hengessä me haluamme jatkaa jatkaa työn tekemistä ja haluan vielä kiittää koko neuvottelutiimiä ja kaikkia kollegoja parlamentaarikkoja, jotta tämä kohta otettiin mukaan tähän tärkeään tekstiin. Kiitos. Libe, onorevole Vince, prego. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Vince. Kiitos puhemies. Ystyneen kuningaskunnasta pitäisi tulla EUn suurin kumppani ja liittolainen. Tämä ei ole todellisuutta, mutta voimme kaikki katsoa tulevaisuuteen, meidän yhtäläisyytemme, yhteiset haasteemme liikkuvuudesta, oikeusasioiden yhteistyöstä erittäin tärkeää. Kansalaisten turvallisuus on meille erittäin tärkeää, samoin heidän henkilötietojensa suoja. Euroopan parlamentin viesti on selvä. Me emme voi asettaa kyseenalaiseksi arvojamme Yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen eu tuomioistuimen ja ihmisoikeusyleissopimukseen. Rajat ylittävän rikollisuuden ja kyberrikollisuuden torjunta on yksi menestystarinoistamme suhteessa. Sen pitäisi jatkua, mutta omasta päätöksestään yhdistynyt kuningaskunta jatkaa kolmantena maana tässä yhteistyössä. Toivomme, että realiteetit ymmärretään yhdistyneessä kuningaskunnassa ja voimme saada aikaan jotain kansalaistemme hyväksi. Seuraavaksi edustaja Hybner, yksi minuutti. Colleagues, euh, Michel, Paljon kiitoksia. Kiitoksia puhemies. Mukana hän sinua jälleen, Michel. Täytyy sanoa, että viime me kuukautena olemme olleet pettyneitä neuvottelun, eli neuvottelun edistymisen. Olemme olleet pettyneitä siihen, että UK jatkuvasti on kieltäytynyt pyytämästä lisäaikaa jotta voitaisiin varmistaa erosopimuksen toteutuminen, jolle tulevat suhteet rakentuvat. Mutta me noudatamme, kunnioitamme heidän päätöstään keskustelut vauhdittuvat jo heinäkuussa, se on hyvä uutinen. Nyt on siis fyysistä liikkumavaraa ja henkilökohtaisesti uskon, että on myös poliittista liikkumavaraa, että voidaan prosessi loppuun. Mutta haluan korostaa sitä, että pelissä on nyt laatu, joka liittyy tuleviin suhteisiin. On kyse sitten sisämarkkinoista, että niitä ei voida rakentaa edes kaikkein parhaimmalla vapaakauppasopimuksella. Sitten yhteistyö sitä ei voida ottaa vapaakauppasopimukseen mukaan. Sitten lopuksi vielä sanoisin, että Lontoo jatkossakin tulee olemaan kes- keskeinen rahoitusalan keskus, mutta samanaikaisesti hyväksyisi, hyötyisi kyllä kovasti kasvavista pääomarkkinoista Euroopassa, joten paras tapa viedä loppuun neuvottelut on jatkaa pitkän aikavälin yhteistyöstrategiaa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi vetomusvaliokunnasta edustaja Falka. Hyvä puhemies, arvoisat kollegat. Minulle Brexit oli virhe. Sen sijaan erosopimus voi korjata tämän virheen neljä vuotta olen aina ajatellut, että olemme osa ratkaisua tässä asiassa. Odotamme nyt ratkaisua yhdistyneeltä kuningaskunnalta. Neljä vuotta olemme yrittäneet löytää kompromissille yhteistä pohjaa. Neljä vuotta takaamme äh, EU-kansalaisille ja yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisille. Ja tämä päätöslauselma osoitamme heille, että meidän arvojamme puolustetaan. Äh, kaikki se, mitä tarkoittaa kansalaisten ihmisoikeuksia sekä eh, EU-kansalaiset yhdistyneessä kuningaskunnassa että yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset eh, täällä Euroopassa. Heidän oikeutensa taataan eh, ja nyt toivotan menestystä seuraavan neljän kuukauden ajaksi. Kiitoksia seuraavaksi edustaja McAllister EPPstä. Mr. President, ladies and... Puhemies, arvoiset edustajat, niin neljä puoli vuotta sitten britit päättivät jättää unionin ja alusta lähtien koordinointiryhmässä seurasimme uuden kumppanuussopimuksen neuvotteluja ja pääsimme aika lailla pitkälle yhteisymmärrykseen. Me olemme olleet tiivissä yhteydessä pääneuvottelija Barnierin. Kiitokset hänelle erinomaisesta yhteistyöstä. Yhtä lailla kiitos komission jäsen Sefcovicille. Tapaamme aina – silloin tällöin koordinaatioryhmän kokouksen tiimoilta. Tässä otetaan huomioon 17 valiokunnan näkemykset. Tämä on ennen näkemytyntä. Tämä on yhtenäisyyden perikuva ja siksipä kiitos kuuluu Hansenille ja Pirille tästä väsymättömästä työstä ja esittelijöille ja lausunnonlaatioille ja puheenjohtajille tekemästäni työstä. Korkean tason kokouksessa sanottiin, että nyt tarvitaan uutta pontta. EU on valmis tehostamaan työtään ensi kuussa, jotta tulokset olisivat mahdollisimman hyvät ja nopeat. Tästä pitäisi olla, tämän pitäisi olla molempien puolten etujen mukaista. Kiitoksia. E Kiitoksia edustaja Garcia Perez, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Suurin osa kollegoista ovat viitanneet Brexit-neuvotteluihin ja Tästä on tullut varmasti sel- selkeä viesti. Yhdyn vaan kiittämään herra Barnieta hänen hyvästä työstä, niin kuin monet ovat jo sanoneet. Olemme hänen tukenaan näissä neuvotteluissa. Tämä on ratkaisevan tärkeä henki, hetki, joka on meneillään. Haluan myös viitata Eurooppa-neuvostoon ajalla on merkitys Ihmiset ymmärtävät sen kaduilla ja samoin parlamentti ymmärtää tämän. Minä toivon, että ne, ne hallitukset, jotka ovat vastentahtoisia, myös ymmärtäisivät tämän neuvostossa ja saisivat aikaan sopimuksen viimeistään heinäkuussa. Me emme voi mennä lomille ja toivoa elpymistä ja hyväksyä budjetin, jos tai, tai olisi hyvä alkaa soveltaa sitä pian komission 750 miljardin apupaketti on minimi, samoin muu tuki. Kaikki kansainväliset järjestöt ovat varoittaneet siitä, että nyt ei ole aika heikentää toimintaa, vaan investoida, että saadaan talous liikkeelle mitä tulee liberaalikollegoihin, konservatiiveihin, jotka ovat puoltaneet säästöpolitiikkaa, myöntävät nyt, että se olisi suuri virhe nyt. On hyvä korjata mielipidettä. Ja nyt on kaikkien aika kulkea samaan suuntaan. Voimme käyttää tämän hyväksemme ja muuttaa tässä talouksiamme ja sopeutua uuden digitaalisen ympäristöön, ympä, ympäristökysymyksiin ja taata oikeudenmukaisempi tässä yhteiskunta, jolla on vahvempaa politiikkaa. Tie on selkeä, pitää investoida ympäristökysymyksiin, digitalisoida ja modernisoida talouksiamme nyt hallitusten neuvostossa täytyy olla tarpeeksi rohkeita, niillä pitää olla näkemystä, koska jos ei näky visiota, niin silloin kansa kärsii. Parlamentilla on visiota, emmekä luovuta, koska meillä ei ole varaa tällaiseen ja koska kansalaiset eivät sitä myöskään hyväksy eikä salli. Tämän takia emme hyväksy huonoa sopimusta neuvostolta. Ja lisäksi, koska meidän pitää jatkossakin korostaa Euroopan parlamentin roolia näissä päätöksissä, viittaan perustanlaatuisiin kysymyksiin, kuten elpymisvälineen Next Generation EU demokratiaa ei pidä heikentää, on hyvin tärkeää vaalia demokratiaa ja olla vastuullisempia. Ja ainoa ehto, joka pitää asettaa elpymissuunnitelmalle, on se, että noudatetaan oikeusvaltioperiaatteita. Hyvät naiset ja herrat, on tärkeää osata yhdistää periaatteet ja tavoitteet realiteetteihin. Me emme voi olla viattomia tässä maailmassa, joka on yhä monimutkaisempi ja jotkut jotkut näyttävät, että olette menettäneet uskonsa monikeskisyyteen ja yhte, yhteistyöhön. Tarvitaan visiota, tiukkuutta, päättäväisyyttä ja meidän pitää puolustaa vahvaa unionia, joka pystyy muuttamaan suuntaa ja kulkemaan oikeaan suuntaan. Kiitoksia puheenjohtaja Cholos. E, presidente Zanni, prego, minuto e 30. Puheenjohtaja Zanni, olkaa hyvä, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Ensimmäistä kertaa uskon, että meillä tällä viikolla on Eurooppa-neuvoston kokous, jonka loppupäätelmät me jo tiedämme. Ei tulla pääsemään yhteisymmärrykseen niin kutsutusta elvytyssuunnitelmasta ja todennäköisesti tulee kiistaa jäsenvaltioiden välille. Tämän olemme jo nähneet, tämän olemme voineet ennakoida näinä päivinä. Ja tämä on jälleen kerran osoitus toimielinten riittämättömyydestä e, ja vastauksen riittämättömyydestä e, tähän kriisiin. Katsotaanpa tätä komission ehdotusta, joka on jo täysin riittämätön. Puhutaan 400 miljardista eurosta pelkkiä tukia ja kolme neljäsosaa tästä rahasta saadaan vastaan 2023, eli kolme vuotta sen jälkeen, kun tämä kriisi käynnistyi. Sitten kun yritykset ovat jo sulkeneet ja mm, työntekijät menettäneet työpaikkansa. Minä uskon, että tämä on jälleen kerran osoitus siitä, kuinka päätöksentekoprosessi Euroopan unionin sisällä ei ole sovelias siihen, että voitaisiin vastata kansalaisille ja yrityksille. Ja äh, kaikki tämä ponnistus, kaikki nämä rahat annettaisiin äh, sen seurauksen, että meillä olisi uusia eurooppalaisia veroja, jotka olisivat taakkana yrityksille, ei monikansallisille yrityksille, vaan eurooppalaisille yrityksille ja myöskin tämä olisi taakkana kuluttajille. Ja sitten lopuksi haluaisin tehdä lausunnon tai huomion. En haluaisi, että tämä suunnitelma, kuten vuonna 2012, olisi suunnitelma, jolla yritetään joidenkin maiden teollisuus saada muuta kattua toisten maiden rahalla. Näin oli aikaisemmin ja nyt vaikuttaa siltä, että näin on tälläkin kertaa. Kiitoksia. Thank you. One and a half minutes, Madam Keller. Kiitoksia, edustaja Keller, puolitoista minuuttia. Let's be honest. Kiitoksia, hyvät kollegat. Eiköhän se ole niin, että kukaan ei odota huippukokoukselta oikeastaan yhtään mitään. Kyllähän siellä varmaan kiistellään ja esitetään kantoja, mutta sitten kansalliselle medialle vaan toitotetaan, miten kansallisen intressejä on suojeltu. Jopa neuvoston puheenjohtaja ei tai luopui oikeastaan jo ennen kuin koko huippukokous toteutuu näistä suunnitelmista. Joten turha sitten on enää mitään odotuksiakaan ladata kokouksiin. Mutta jospa kerrankin kansalaisten odotukset täyttyisivät, emmekä olisi taas jälkijunassa ja odottaisi tilanteen heikentymistä. Tämä on ennen ja kokematon kriisi, ja me tiedämme kaikki, että meidän on nopeasti toimittava, jotta taloudelliset vaikutukset olisivat mahdollisimman pienet. Meidän täytyy saada riittävästi varoja tähän, ja ne on kohdistettava talouteen, sellaisen, joka on toimiva kes- tulevaisuudessa. Nyt tarvitaan todellisia toimia ja hyötyä tästä on, varsinkin jos tässä kaikki linkitetään ilmastokriisikysymyksiin, sosiaalinen tasa-arvo, digitalisaatio ja niin poispäin. Ja jospa kerrankin hallitukset olisivat rohkeita se kannattaisi, sillä kansallisten intressien mukaistahan se olisi. Eli että meillä olisi vahva kansalaisten puolesta toimiva yritys, talouden puolesta toimiva yritys. Tämä ei ole nolla summa peliä, vaan me olemme tässä samassa veneessä. Joko pärjäämme yhdessä tai emme. Joten tehkäämme kaikemme menestyksekkään tuloksen puolesta. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavan edustaja Epping, puolitoista minuuttia. Oikein paljon kiitoksia. Tämän vaikuttaa ikään kuin pokeria pelattaisiin pyhässä salissa. Täällä puhutaan vain arvoista, mutta kyse on kiristyksestä ja uhkailusta. Jotku ostetaan, jotku ö, käännytetään ja pohjoiseurooppalaiset joutuvat kiristyksen kohteeksi. Kyse ei ole COVID-19, vaan suuren rahamäärän jakamisesta. Eli tässä nyt puhutaan uudesta eurooppalaisesta verotuksesta. Siihen tällä elvytyssuunnitelmalla pyritään. Tämä proseduuri tulee olemaan hyvin pitkä ja jossain vaiheessa joku sitten odottaa nuja kädessä tuomiopäivä. Mutta me emme halua osallistua tähän ja heräkin kysymys, että mitä me haluamme saada aikaiseksi tällä päätöslauselmalla. Tämä on täynnä vaatimuksia, todellinen ultimaattumi, mutta mehän tiedämme, että UK on jo parin otteeseen vetänyt meidät suon silmästä. Ilman e, UKta me emme olisi nyt täällä, mutta me tiedämme kyllä oikein hyvin, missä me olisimme nytten ilman UKta. Kyse on ikään kuin koston himosta. Brittejä äh, rangaistaan tästä, että he lähtevät EU-sta, mutta tämä on demokraattinen päätös, jonka he tekevät. EU pitää itseään maailmankartalla mittatikkuna, moraalisena edelläkävijänä, mutta meillä ei ole minkäänlaista strategista näkemystä. Balkanille osa annetaan mahdollisuus liittyä ja Briteille näytetään vain kengän pohja. Arvoisat kollegat, resoluutiot, päätöslauseet suunnitelmat ilman näkemystä ovat tie kohti sellaista politiikkaa, jolla ei ole tulevaisuutta. Oikein paljon kiitoksia. Kiitoksia seuraavan edustaja Sirri, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Nythän on vähitellen alkaa olla se vaikutelma, että jokaisen keskustelun jälkeen yhdistyneen kuningaskunnan ja EUn välillä ristiriidat suurenevat eivätkä pienene ja että hyvä sopimus lykkääntyy aina vain kauemmas. Tämä ei mm, ole kritiikkiä Michel Barnietta kostaan, arvostan häntä suuresti, vaan tämän analyysi tämänhetkistä tilanteesta, joka johtuu brittikannasta ja loput Tilanne on vain se, että vuoden lopuksi meillä on joko huono sopimus tai kova taloudellinen Brexit. Ja vasemmiston nimissä haluaisin sanoa, että sopimus, joka hyväksyy sosiaalisen polkumyynnin, ympäristön ja verotuksen polkumyynnin tai vaarantaa tietojen luottamuksellisuuden, niin sitä me emme voi hyväksyä. Tätähän Johnsonin hallitus haluaa. Toivon, ettei se kenellekään täällä parlamentissa ole todellinen vaihtoehto. Ja siksi on nyt aika ryhtyä pohtimaan hätäsuunnitelmaa, hyvät kollegat, jotta ne alat ja alueet, jotka eniten Brexitistä kärsisivät, saisivat suojaa ja jotta annettaisiin riittävä suoja sadoille tuhansille työntekijöille Ihmiset odottavat vieläkin selvää solidaarisuuden osoitusta. Next Generation EU on vain äh, oikeastaan tällainen äh, äh, vedonlyönti tulevaisuutta vastaan, eikä mikään sukupolvien välinen sopimus sopimus. Äh, tulevaisuudessa syntyy vain sitten leikkauksia äh, sosiaaliturvassa tai lisää yksityistämistä. Me tarvitsemme sen sijaan julkisia investointeja, veroaukkoja äh, on suljettava, verotuksesta oikeudenmukaisuutta saatava aikaan. EKPn pitäisi pystyä tukemaan valtioita suoraan ja superrikkaat, keinottelijat ja yritykset pitäisi pakottaa osallistumaan jälleenrakennukseen esimerkiksi esimerkiksi äh, digitaaliveron kautta. Äh, tämä olisi merkki solidaarisuudesta, jota Eurooppa odottaa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Nyt palaamme kollega Cholosin puheenvuoron. Hän jäi tässä välistä. Olkapa hyvä. Monsieur le Président, alors que... Puhemies. Terveys kriisin tuntuu vakantuneen, mutta taloudelliset haasteet ovat todella suuria edelleen. Minusta nyt on muutamia mahdollisuuksia. Joko me neuvottelemme kansallisista kannoista ja tätä kautta jokainen maa erikseen puolustaa omia, omia intressejä ja pääsee kriisistä tai hyväksymme sen, että vain yksi ainoa ratkaisu on toimia yhteistyössä ja tähän liittyy elpymissuunnitelman logiikka, jota tuemme. Nimittäin on selvää, että kyse ei ole siitä, että heikennetään pohjaa, vaan halutaan kohdentaa varojen kohdetta. Pitää myös ehdollistaa apu, jotta tehdään uudistuksia, jotta eurooppalainen solidaarisuus ja apu saa aikaan yhteistä elpymistä ja uutta vauhtia. Kuitenkin olen huolissani, enkä tätä peittele. Kyse on 750 miljardista eurosta, jotka ottaisiin lainana rahoitusmarkkinoilta, mutta emme tiedä, miten tämä kaikki korvataan jatkossa, koska kun ajatellaan kansallisia rahoitusosuuksia, ja kun nyt vähentämään näitä summia, niin tämä kyllä heikentää eurooppalaisen projektin kestävyyttä. Tarvittaisiin nopeasti omia todellisia uusia varoja. Näin voitaisiin vahvistaa elpymissuunnitelman uskottavuutta ja voitaisiin taata myös eurooppalaisen hankkeen pidempiaikainen kestävyys. En peittele sitä, että monivuotisen rahoituskehyksen ehdotus on paljon vähemmän kunnianhimoinen kuin luulimme odotimme elpymissuunnitelma sinällä ei, ei riitä korvaamaan tämän edellisen ehdotuksen heikkoutta, koska vaikkakin on kyse paketista, tavoitteet ovat kuitenkin erilaisia. Elpymissuunnitelman kautta voimme päästä uudelleen tavallaan satulaan, mutta monivuotinen rahoituskehys äh, on tässä tukena, että päästään tausta, äh, tavoitteeseen. Vain kunnianhimoinen äh, tapa saa meidät saavuttamaan tavoitteita. Voimme varmistaa riippumattomuuden taloudellisesti ja strategisesti. Tätä kautta voitaisiin rahoittaa suuria eurooppalaisia hankkeita, niin kuin akkuala tai vetyala. Ne voisivat hyötyä tällaista hankkeesta. Olen kuitenkin huolissani, koska jotkut ohjelmat, jotka, joita halutaan rahoittaa, tut, esimerkiksi tutkimusala, digitaalisuus, sisämarkkinat, puolustus, niitä rahoitetaan aivan liian vähän. Sama koskee sosiaalisia hankkeita, joilla pyritään parantamaan nuorison tilannetta esimerkiksi puhemies. Lopuksi vielä muistuttaisin siitä, että minun ryhmäni ei tule tukemaan eurooppalaista budjettia, jos se edelleenkin rahoittaa Euroopan hallituksia, jotka joka päivä kääntävät selkänsä meidän arvoillemme ja heikentävät oikeusvaltioperiaatetta demokratiaa. Sen pitää loppua ja tämän toiminnan pitää alkaa nyt. Kiitos. For one minute, Madam Begin. kiitoksia seuraavana edustaja Begin. Yksi minuutti. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Tämä elvytysrahasto on väline, jollaista ei ole aikaisemmin nähty. Yli 750 miljardia euroa. Tämä on soitus uudenlaisesta solidaarisuuden aikakaudesta Euroopassa ja meidän on kiitettävä Italian hallituksen ehdotusta ja muitakin hallituksia, Espanja, Saksa, Ranska. Seuraava mm, Euroopan neuvosto, jossa on riittävän rohkea hyväksyäkseen tämän, tulee tekemään historiaunionissa. Tiedän, että täällä on hallituksia, jotka vastustavat kaikki, vastustavat tätä, mutta kaikenlainen puuttuminen siihen veisi vain aikaa. Kuten pääministerimme Conte sanoi, Italia on valmis ja me odot- toivomme, että Eurooppakin sitä olisi ja hyväksyisi Next Generation EU niin pian kuin mahdollista. Kansalaiset ja eurooppalaiset yritykset ansaitsevat sen, että nämä määrärahat olisivat heti käytössä. Me olemme sen velkaa kaikille niille, joille yksikin päivä voi olla merkityksellinen. Solidaar- solidaarisuus on ryhtynyt taas virtaamaan Euroopan suonnissa. Nyt meidän täytyy vain varmistaa, että se päätyy sydämeen asti. Kiitoksia. Thank you for one minute, Madam Montserrat. Kiitoksia edustaja Montserrat. Yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. EPP on ollut johtamassa parlamentissa ja tukenut elpymissuunnitelmaa, johon liittyy suurimmat eurooppalaiset tuet, jotta voitetaan covid-kriisi. Olemme toimineet vastuullisesti ja solidaarisesti. Nyt neuvoston täytyy vastata tähän haasteeseen. Ajalla on merkitystä monet ovat joutuneet sulkemaan yrityksensä ja tätä kautta he voisivat uudestaan avata yritystoimintansa. Siksi jäsenvaltioiden pitää toimia nopeasti ja vastuullisesti eurooppalainen solidaarisuus, sitä pitää tukea kansallisilla kunnianhimoisilla uudistuksilla, jotta meidän taloudesta tulee kilpailukykyinen, kestävä, jotta terveysjärjestelmä ovat tehokkaampia ja voimme suojella kaikkia kansallisia perheitä. Pitää pitää digitalisoida ja e, e, teollistaa Espanjaa. Tämä on tilaisuus, voidaan saada vauhtia matkailualalle ja voimme luoda tätä kautta työpaikkoja. Se on parasta sosiaalipolitiikkaa. Tämä on todellista Eurooppaa, jota EPP puolustaa ja sellaista Euro- Espanjaa myös, jota me haluamme. Thank you for two minutes, Madam Bonif- Kiitoksia sitten edustaja Bonafé, kaksi minuuttia. Kiitoksia äh, puhemies. Seuraavassa Eurooppa-neuvostossa äh, hallitusten ja valtion päämiehen täytyy vihdoin ottaa kantaa tähän äh, komission äh, pakettiin. Toivottavasti saadaan mahdollisimman pian päätös, mutta ei mikä tahansa päätös, vaan päätös, joka on tämän kriisin arvoinen, jossa me nyt olemme. Meidän ryhmämme on aivan alusta asti toivottanut tervetulleeksi Next Generation EUn. Meidän mielestämme tämä on vähimmäistaso. Tämä on hyvä lähtö kohta. On jotakin elementtejä, joita kannattaa nostaa esiin. Tämä 750 miljardia, jotta voimme käynnistää äh, PK-yrityksemme, voimme auttaa työntekijöitämme, antaa näkymiä äh, ihmisille, jotka ovat työpaikkansa menettäneet. Ja toiseksi mahdollisuus yhteisiin eurooppalaiseen lainaan, jotka taataan äh, EUn omien varojen kautta, jotka eivät ole mitään uusia veroja kansalaisille, vaan mahdollisuus maksaa kriisin kustannukset myös ne voivat maksaa, jotka eivät ole veroja vielä tähän mennessä maksaneet niin paljon kuin se pitänyt tai maksaneet ne väärään paikkaan. ajattelee moni kansallisia yrityksiä. Kansalaiset tarvitsevat apua kaikkialla. Tämä kriisi on iskenyt kaikkialle Eurooppaan, mutta eri tavoin, joten niin kutsutut nuukat valtiot eivät saa ajatella, että tämä on hyvä mahdollisuus jättää oman onnensa nojaan ne maat, jotka ovat enemmän kärsineet. Meidän taloutemme ovat liian riippuvaisia toisistamme ja jos pieninkin valtio Euroopassa romahtaa, niin koko sisämarkkinat romahtavat ja sitten sen maksavat myös ne valtiot, jotka tänään tuntevat olonsa mm, mm, äh, tyytyväisiksi. Joten äh, jos me kaikki, kuinka pitkän tien olemme kulkeneet, niin minä toivoisin eh, voivani vedota neuvostoon, jotta se ei heikentäisi ja hidastaisi tätä elvytyssuunnitelmaa. Vain jos eh, toimimme nopeasti, meillä on riittävät määrärahat, pystymme eh, pääsemään eteenpäin. Kiitoksia. Kiitoksia sitten edustaja Luanzo, kaksi minuuttia. Neljä kuukautta. Sen, sen verran on aikaa, jota saadaan aikaan kumppanuussopimus Yhdistyneen kuningaskunnan EUn välillä. Ei ole paljon aikaa, mutta tämä on kuitenkin mahdollista. Olen varma siitä, että niin kuin Euroopan kansat, joita täällä edustamme, niin myös Britannian kansa haluaa, että säilytämme vahvat molempia hyödyttävät suhteet. He toivat, että huomenna, niin kuin tänäänkin, voimme säilyttää planeettamme, suojella työntekijöiden oikeuksia, äh, elintarviketurvallisuus, terveyskysymykset, kaikkeen tähän kiinnittää jatkossakin huomiota. En epäile sitä, etteikö näiden asioiden suojeleminen, henkilötietojen suojeleminen on se tärkeä myös Britanniassa, koska brittiyritykset, niin kuin eurooppalaiset yritykset muuallakin, toivat voivansa jatkaa yhteistyötään teollisessa mielessä ja käydä kauppaa, koska tämä palvelee kaikkien etuja. Se, mistä huomenna äänestämme, on vahva poliittinen viesti ja me puolustamme tätä kautta kaikkien eurooppalaisten etuja, jotka ovat valinneet meidät tänne, jotka luottavat meidän, meidän yrityksemme, kansalaisemme, viljelijämme, kalastajamme. Vahva merkki yhtenäisyydestä ja tämä on pohjana sopimukselle, joka on tasapainoinen ja oikeudenmukainen se, joka meidän pitää sitten ratifioida, koska tällä puolella Englannin kanalia parlamentilla tulee olemaan viimeinen sana. Kukaan ei halua lisätä kielteisiä seurauksia, joita syntyisi sopimuksesta erosta vielä covidin lisäksi. Kukaan ei ole vastuussa tästä e, äh, epidemiasta, mutta meillä on yksi yhteinen vastuu, jotta voimme heikentää. Emme, emme saa lisätä uutta kriisiä toiseen kriisiin. Meillä on tie, joka suunniteltiin poliittisessa julkilausumassa, joka yhdessä allekirjoitettiin Britannian kanssa, yhdessä suunniteltiin, ja tätä kautta voimme estää sen, ettei enää tuhlata arvokasta aikaan. Huomenna äänestämme, silloin on vuosipäivä siitä, kun presidentti de, kenraali de Gaulle vaati yhtenäisyyttä. Vetoan britteihin, olkaa tämän yhteisen äh, kohtalon tasolla. Meidän pitää olla yhdessä kunnianhimoisia näiden asioiden suhteen. Thank you for one minute. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Huhtasaari, yksi minuutti. I would like... Arvoisa puhemies, minä haluaisin onnitella brittejä siitä, he säästivät noin 80 miljardia euroa, koska o, he olivat hiukan jälkijunassa. Mutta kukaan ei nyt haluaisi sanoa, että äänestin Brexitia vastaan. Komission ehdotusta, jos katsellaan, elvytyssuunnitelmaan liittyen on uusi askel kohti velkaantunutta unionia. Tämä ehdotus on laiton, ainakin jos katsotaan artiklaa 125. Komissio myöskin haluaa verotuksen kautta omia varoja itselleen suuri osa EUn taloudellisista ongelmista kitkettäisiin, mikäli emu ja euro poistettaisiin käytöstä. Tutkimusten mukaan Suomen vienti kasvaisi 40 prosentilla, jos käytettäisiin omaa Suomen markkaa. Minä haluan rahani takaisin. Hautala. Seuraavaksi edustaja Hautala, yksi minuutti. President, I am saddened when I see that the... Puhemies, olen surullinen, kun näen, että neuvottelut ovat junissa EUlla ja yhdistyneellä kuningaskunnalla on kaikki edellytykset päästä yhteisymmärrykseen toiseksi parasta kauppasopimuksesta maailmassa. Koskaan aikaisemmin on ollut sellaista tilannetta, jossa neuvottelukumppaneiden edut ovat niin lähellä toisiaan. Sopimus uusista suhteista EUn ja yhdistyneen kuningaskunnan välillä pitää ottaa huomioon yhteinen historia aluemallimme, maantieteellinen läheisyytemme ja kaikki ne yhteydet, joita brittien ja EUn välillä on. Kaikki muu kuin kattava ja jakamaton sopimus, joka luo tasaisen pelikentän takuut sekä EUlle että yhdistyneelle kuningaskunnalle, olisi historiallinen epäonnistuminen. Se, mikä on saavutettava, on toisiksi paras kauppasopimus maailmassa, niin hyvä sopimus, että ainoastaan EUn jäsenyys on parempi kuin se. Kiitoksia yksi minuutti. Panie komisarzu, propozycja komisji. Puhemies, komissaari, jos katsotaan komission ehdotusta koskien elpymissuunnitelmaa ja muodostusrahoituskehystä, otetaan tämä yhtenä pakettina investointina. Se on varsin hyvä pohja neuvotteluille neuvoston kanssa. Toiseksi tietysti meidän täytyy neuvotella ripeästi ja tehokkaasti näin palvelemme jäsenvaltioita ja kansalaisiamme niin, että voimme jo nyt alkaa täytäntöön panna tukea käytännössä, koska tiedämme, että tämän vuoden loppupuolella BKT tulee laskemaan noin parikymmentä prosenttia. Ja kolmanneksi, jos katsotaan, mitä komissio on ehdottanut, jotta voidaan vahvistaa sitä, miten rahoitetaan kohesiopolitiikkaa monet rahoituskehyksessä, niin tämä on varsin hyvä asia, mutta mehän tietysti tiedämme, että viljelijät, jotka kriisissä onnistuvat varmistamaan, toimi, varmistamaan toimitusvarmuuden, että he tarvitsevat myös resursseja, mutta tässä tarvitaan joustavuutta, pitää käyttää varoja joustavalla tavalla ja tarkastella sitä, miten varat jaetaan niin, että voimme todella ratkaista todellisia taloudellisia ongelmia jäsenvaltioissa, ei vain ratkaista digitalisaatioon ja ilmastonmuutoksen liittyviä kysymyksiä. Eva Ruiz, thank you. Muchas gracias. Kiitoksia. Viisi kuukautta on kulunut aikaa lopumassa. Meidän suhteemme ei voi olla pelkkää vapakauppaa. On velvoitteita ja oikeuksia. Pitää muistaa, että ykkösenä on kansalaisten suojelu ja strategisten tavoitteiden suojelu kompromisseihin ja päätös uhkaillaan. On tärkeää, että tässä pystytään onnistumaan, koska kansalaiset odottavat ja tekevät työtä, elävät isossa Britanniassa, heidän oikeutensa riippuvat näistä tulevista suhteista. Ja Brexit-prosessi ja tämä uudelleen rakentaminen, jota yhdessä toteutamme. Tätä kautta meidän pitää saada aikaan hanke, jonka kansalaiset voivat hyväksyä. Tähän liittyy myönteistä, mitä parlamentti on suojeltu. Tässä on ympäristökysymyksiä, pyritään suojelemaan primäärialoja, kansalaisten oikeuksia, onnistumme saamaan ne tähän myös mukaan, mutta riittämät puutteita on myös. Emme voi edetä Euroopassa hankkeessa, jos emme ole riippumaton kansainvälinen toimija. Näissä suosituksissa on vaara siitä, että että toimimme äh, Trumpin agendan mukaisesti. Meidän pitää pystyä omalla tavallamme toimimaan maailmassa. Kiitos. Thank you for one minute. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Rockmaker, yksi minuutti. Let's be pragmatic and... Olkaamme nyt järkeviä ja pragmaattisia. Brittejä kunnioitetaan ja rakastetaan eurooppalaisten keskuudessa, ja näin tulee aina olemaan tulevaisuudessakin. Mutta britit eivät kuulu enää EU-hun ja tästä syystä meidän täytyy löytää sopimus tämän läheisen kumppanuuden ja vanhan ystävän kanssa. Neljä kertaa on neuvoteltu tuloksetta. Nyt on saatava strategia aikaiseksi, mutta tämänhetkinen strategia ei vielä toimi. Tilanteetkin ovat muuttuneet. Taloudellinen kriisi COVID-19 muodossa – on päällä. Meillä ei ole varaa sopimuksettomaan tilanteeseen. Ero nakertaa tietenkin kaikkia. Tällä on oma hintalappunsa molemmin puolin maksettavana. Meidän täytyy miettiä myöskin tulevia sukupolvia. Kyse ei ole mistään moraalisesta asiasta, vaan siitä, että nyt kaivataan järkevää ratkaisumallia. Kun tilanteet muuttuvat, strategioidenkin on muututtava. Meidän ei pitäisi pyrkiä löytämään täydellistä, vaan parasta mahdollista sopimusta, joka toimii tässä hetkessä. Pohtikaa tulevia sukupolvia Britten saarilla ja EU:ssa. Meidän pitää olla käytännönläheisiä ja järkeviä. Kiitoksia. For one minute. Edustaja Leners, yksi minuutti. Yes, thank you, thank you, chair. Here we go. Kiitos puheenjohtaja. Tässä olemme jälleen kuusi kuukautta ennen äh, äkki Brexitia ja jälleen meidän on sanottava, että mitään merkittävää edistystä ei ole tapahtunut se, että Brexit saataisiin hoidettua, niin siitä onkin tullut, että ei saada mitään hoidettua. Me olemmekin menneet takapakkia. Johnson näyttää unohtaneen poliittisen julkilausuman, jonka hän allekirjoitti viime vuonna. Hän on unohtanut yhteisen julkilausuman, joka on pohjana hyvin kunnianhimoiselle kumppanuudelle EUn ja yhdistyneen kuningaskunnan välillä, joka perustuu tasa-arvoiselle pelikentälle. Olen usein sanonut, että Brexit on tällainen lose-lose-tilanne, kumpikin häviävät. Se on huonoksi EUlle ja yhdistyneelle kuningaskunnalle, mutta ainakin järjestäytynyt ero voisi jotenkin vähän lieventää noita haitallisia vaikutuksia. Kansalaisilla ja yrityksillä on oikeus varmuuteen, selkeyteen ja takuisiin tulevaisuuden kannalta. Ehkä meidän pitää ryhtyä nyt luoviksi. Ehkä Michel Barnier voisit kutsua Markus Rashfordin seuraaviin neuvottelukierroksiin. Hän vaikuttaa ainakin henkilöltä, jota jokainen saa aikaiseksi yhdistyneessä kuningaskunnassa näinä päivinä päivinä. Mr. Lange. Kiitoksia sitten edustaja Lange, yksi minuutti. Kiitoksia rouva puhemies, arvoisat kollegat. Kun keskustellaan kauppasopimuksesta UK kanssa, niin usein kuulee sanottavan, että tehdään jotain Zetan kaltaista, kuten Kanadan kanssa, niin kuin Boris Johnsonkin itse sanoi. Hyvät kollegat, se on se normi väärä lähestymistapa. Eli sama asia tarkoittaisi joka tilanteessa samaa. Kun Kanadan kanssa neuvoteltiin, niin kyse oli kahdesta osapuolesta, jotka olivat kaukana toisistaan maantieteellisesti, mutta lähestyivät toisiaan ja pääsivät yhteisymmärrykseen monillakin aloilla, ja se oli menestystarina. Brittein kanssa tilanne on toisenlainen. Meillä on yhteiset markkinat, oli jo ainakin, ja nyt lähdetään eri teille. Ja jos käytetään Kanadan järjestelmää, niin se on huono sopimus. Me emme kaipaa sellaista, vaan hyvää sopimusta, jotta talous jyllää, työpaikkoja löytyy ja kansalaiset hyötyvät. Joten toivoisin, että huippukokouksessa ei hyväksyttäisiin huonoa sopimusta, vaan tehtäisiin kaikki mahdollinen, jotta saamme aikaiseksi hyvän sopimuksen. Huono sopimus tarkoittaa kasvun häviämistä, niin kuin britit itsekin sanoivat, 4,6 prosenttia kasvu pienenee, jos seta-tyyppisesti edetään, joten tällä kertaa ei kannata seurata Johnsonin jalanjälkiä. One minute, Mr. Riv- Kiitoksia seuraavan edustaja Riviä, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Yksi maa päätti lähteä pois eu se on realiteetti. Boris Johnson toisi sen uudestaan. Brittien valinta osoittaa, että kun kansalaisensa haluaa, se voi. Se on osoittanut, että pystyy kantamaan vastuunsa huolimatta manipulaatiosta. Tämä pätee myös Johnsonin, hän on toistanut, että muut olivat väärässä, kun EU e on nyt huolissaan kilpailusta kaikilla sektoreilla. Iso-Britannia pääsee eroon tästä taakasta. On totta, että tasa-arvoinen sopimus on ta- tarpeen, mutta voi ymmärtää myös brittipääministeriä. Äh, äh, siellä on samanlaisia ongelmia vaikka maahanmuutossa tai ideologisia ongelmia. Vain muutala, muu, vi, vierasmaalaiset hyötyvät äh, tietyistä korvauksista jotta pääset sinne töihin. Kaikki on, kaikkia ongelmia ei ratkaista Brexitin kautta, ei Ranskakaan ole Iso-Britannia, mutta suunta on kuitenkin oikea. Maa ei saada olla alistunut EUlle, e-, vaan pitää puolustaa omia kansansa ennen kaikkea ja säilyttää identiteetti eikä har, haal, vaalia harhaluulle. Kansakuntien Eurooppa se on hyvä ratkaisu eikä tarvita mitään kylmää byrokratiaa, jota niin hyvin missä Barnier edustaa. For one minute, Mr. Lagodinsky. Kiitoksia seuraavana edustaja Lagodinski, yksi minuutti. They ask us why we're doing this. He kysyvät meiltä, miksi teemme näin, miksi eh, olemme yhtenäisiä ja neuvottelemme jostain, minkä brittihallitus on hylännyt ja josta se vähät välittää ja me sanomme, että me teemme sen yhteisen eurooppalaisen tulevaisuuden kannalta, ei ehkä ensi vuonna, ei ehkä sitä seuraavana vuonna, mutta ehkä myöhemmin, mutta tuo tulevaisuus tulee. Me teemme sen yhteisten etujemme ja arvojemme puolesta. Arvot, jotka eivät riipu siitä, äh, onko EUn jäsen, liberaalidemokraatia, ihmisoikeudet, naisten oikeudet, äh, nämä ovat kaikki arvoja, joita jaamme riippumatta jäsenyydestä. Teemme sen eurooppalaisten puolesta äh, täällä ja siellä, joilla, jotka jakavat perheitä, rakkaustarinoita, elämiä. Me teemme tämän niille brittikansalaisille, jotka luottavat enemmän EUn viisauteen kuin Brexit-hallituksensa viisauteen, koska jos he yrittävät saada alhaista tasoa, me haluamme korkeaa tason, tai haluamme korkean tason tälle päätöslauselmalle. Me emme tule koskaan näkemään brittejä kolmantena maana, emmekä kolmannen maan kansalaisina. Brexit-sopimus on huonoin tulevaisuuden mahdollisuus Isolla Britannialla, paitsi muut Brexitin muodot, nyt tämä on viimeinen mahdollisuus ehkäistä pahin ja nyt on pallu herra Johnsonilla. Kiitoksia seuraan edustaja Fidanza, yksi minuutti. Kiitos puhemies, alkavat hyvin vaikeat neuvottelut rahoitustoimista, jotka ovat merkitykselliset, mutta alemmat kuin odotukset. Tässä on hyvin paljon ehdollisuutta, jotka on selvitettävä ja tämä tulee myös myöhen. Vähän muruja vuonna 2020, vähän enemmän muruja 2021. Liian monet yritykset kolmannella sektorilla, matkailussa, teollisuudessa ovat jo sulkeneet ja liian monet ovat menettäneet työpaikkansa. Ja sitten lisääntyvät epätasapainot sisämarkkinoilla markkinoilla mm, ja vaikuttaa siltä, että jotkut äh, jäsenvaltiot äh, äh, toimivat toisin, mutta tässä nyt halutaankin sitten vaan viedä eteenpäin vihreän kehityksen sopimusta ja vaatia yrityksiltä enemmän ja vaatia ihmisiltä toisenlaista elämäntapaa. Te puhutte solidarisuudesta, mutta olette unohtaneet vastuun. Kiitoksia. Scholz, one minute. Kiitoksia edustaja Scholz, yksi minuutti. President, heute vielleicht... Paljon kiitoksia, rouva puhemies. Arvon kollegat, meillä on ehkä tänään viimeinen mahdollisuus vaikuttaa neuvottelutulokseen. Olen erittäin tyytyväinen näihin selkeisiin sanakäänteisiin, jotka liittyvät sosiaaliturvaan, ympäristösuojeluun, kansalaisten oikeuksiin ja Irlannin tilanteeseen. Mutta sanottakoon suoraan myöskin pääneuvottelijan suuntaan, kiitokset teille. Mutta jos yhtäläisiä mahdollisuuksia lähdetään leikkaamaan standardeja, alentamaan, sitä vasemmisto ei voi hyväksyä. Tämä pätee myöskin kauppakysymyksiin. Mutta kiitokset myöskin esittelijälle tär- hyvästä työstä. Meidän täytyy pohtia myöskin sitä, että miksi emme opi yhdessä koronakriisistä ja ilmastokriisistä, eli että neuvotteluissa otettaisiin käyttöön uudenlainen ajattelutapa kun katsotaan neuvot kauppalukua, niin siellä ei tehdä mitään muuta kuin seurataan neoliberaalia polkua. Ehdotukset yhteistyöhön liittyen eivät tarkoita aseista riisuntaa tai köyhyyden vastaista taistelua. Kyse on myöskin ihmisten konkreettisista tarpeista, jotka asuvat britteinä EU-ssa tai eu kansalaisina Britanniassa. Joten tästä syystä emme voi hyväksyä tätä ehdotusta. Joten tästäpä syystä toivoisin, että meidän tarkistuksemme hyväksyttäisiin vielä huomisessa kokouksessa. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Ponsati Ovials. Scotland wanted to... Kiitoksia puhemies. Skotlanti halusi pysyä EU:ssa, mutta heidän äänensä vaiennettiin neuvotteluissa ja nyt he ovat ulkona EUsta niin kuin muu kuin Iso-Britannia. Me olemme nähneet historiassa, että rajat ovat muuttuneet Euroopassa hyökkäysten kautta, valotusten kautta, mutta vakauden kautta voidaan saada aikaan yhteyttä Euroopassa. Ainoa asia, jota Eurooppa ei ole yrittänyt, ja tämä on ainoa, minkä voimme tarjota kansalaisille maailmalle, paremmanlaatuinen vapaus, joka perustuu suostumukseen ja demokratiaan. Se, että olisimme uskottavia jotta skotit voisivat palata, silloin Euroopan täytyy kiireesti puuttua sisäisen laajentumisen kysymykseen. Muuttoin unioni tuomitaan niin kuin kaikki eurooppalaiset äh, suurvallat samoista syistä. Äh, tukahdutetaan monimuotoisuus Tarvitaan moraalista kompassia, se voi pelastaa meidät sokeilta kohdiltamme ja harhaluultamme. Kotansa ystävilleni haluan sanoa, että haluaisimme innokkaasti toivottaa teidät jälleen tervetulleeksi takaisin EU-hun. For one minute. Kiitoksia. Seuraavan edustaja Rangel, yksi minuutti. Thank you, Chair. Kiitoksia. Hyvä komission varapuheenjohtaja hyvä puhemies. Täällähän jo puhuttiin Brexitistä ja neuvotteluista yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Sitten minä haluaisin vielä puhua eräästä tärkeästä asiasta, joka tapahtuu Eurooppa-neuvostossa. Se on tämä elvytyssopimus on erittäin tärkeää, että me tuemme sitä voimakkaasti. Ensimmäistä kertaa hyväksytään lainoja, annetaan tukia ja lainoja, jotta Euroopan unionin tavoitteet voidaan saavuttaa, esimerkiksi digitalisointi ja tietenkin myös vihreän kehityksen sopimus. Me pahoittelemme sitä, mitä tapahtui monivuotisille rahoituspuitteille. Siinä hän tehtiin hyvin suuria leikkauksia ja nyt Haluaisin, että jäsenvaltiot ja kaikki ne, jotka äh, tässä vastustavat äh, tätä suunnitelmaa, niin heille haluaisin seuraavan asian sanoa. Jos äh, tulevat sukupolvet ovat teille tärkeitä, niin silloin teidän pitäisi kannattaa tätä Rova von der Leyenin suunnitelmaa, että tulevat sukupolvet odottavat teiltä. Kiitoksia sitten Marino Sanchez. Kiitoksia puhemies. Kolme viestiä lyhyesti Euroopan parlamentti ja komissio ovat tehneet kunnianhimoisia ehdotuksia nyt on neuvoston vuoro saada aikaan sopimus, jotta voidaan uudelleen rakentaa Eurooppaa, jotta saadaan varoja mahdollisimman nopeasti kansalaisille, yrityksille, alueille, jotka erityisesti tarvitsevat tukea. Nyt on tullut myös aika ottaa käyttöön uusia omia varoja eu n, jotta voidaan korvata, että maksaa takaisin velkaa. Toinen viesti, Euroopan kansanpuolue ja puheenjohtaja ei pidä olla huolissa. Espanjan hallitus tulee esittämään kunnianhimoisen elpymissuunnitelman, joka ei jätä ketään taakseen. Sosialistelta emme hyväksy mitään van- menneisyyden suunnitelmia. Emme hyväksy liiallista edullisuutta, emmekä mitään säästöpolitiikkaa. Ja vielä lopuksi EPPlle ja sen liittolaisille pyytäisin, että en, että te näkisi parlamenttia minään kongressina. Tätä ei pidä käyttää väärin ja hyökätä Pedro Sanchezin hallitusta vartaan. Me, me puolustamme, pitää puolustaa Espanjankin on, oikeuksia ja pitää olla kansallismielisiä silloinkin, kun ollaan oppositiossa. I am under order. Kiitoksia. Nyt minun täytyy olla hiukan tiukempi näiden puheaikojen suhteen. Pyydän anteeksi jo tulevia puhujia. Seuraavana edustaja Stegryt, yksi minuutti. Då står vi här igen. Det är återigen dags för svenska skatter. Rouva puhemies, tässä sitä taas ollaan. Kyse on veroista ja siitä, miten valtiota voitaisiin tukea, kun ne ovat velkaantuneita. Kyse on solidaarisuudesta, avunannosta, tulevien sukupolvien tukemisesta, mutta solidaarisuus ei voi perustua tällaiseen, että vain tietyt hyötyvät. Uudistukset kyllä Koronan kanssa pitää selviytyä ja EUlle annetaan vielä enemmän valtaa, elvytyssuunnitelmia tehdään, mutta näillä ei puututa rakenteellisiin ongelmiin. Näillä ei tehdä pitkäaikaista kasvua, yhteiskuntaa kehitetään, kitketä ongelmia, jotka liittyvät tuleviin sukupolviin. Ei tämä ole solidaarisuutta. Next Generation EU, siitä puhuttiin. Me sanomme, että we don't care. Thank you very much. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Basescu, yksi minuutti. Arvoisa puhemies. Liittyen Brexitiin haluaisin sanoa, että ollaan ilmeisesti päästy jonkinlaiseen konfliktitilanteeseen. Todellisuudessa tarvitsisimme tasapainoisen sopimuksen kummankin osapuolen välillä. Se tosi seikka, että viime aikoina ei olla edistytty, osoittaa meille, että tarvitaan toimintaa valtion päämiestasolla. On hyvä, että Rova Merkel, Ranskan äh, presidentti ja herra Johnson keskustelevat äh, tilanteen vapauttamisesta. Äh, Euroopan unioni ei tietenkään voi luopua sisämarkkinakriteereistä, kun taas ei yhdistyneeltä kuningaskunnalta voida hyväksyä samoja syitä, minkä takia se lähti Euroopan unionista. Siksi riski sille, että sopimusta ei synny, on olemassa ja silloin riskinä olisi, että kaikki jäsenvaltiot tekisivät omat sopimuksensa yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Marques, yksi minuutti. Presidente, este Conselho Europeu é confrontado. Primeiro desafio, Oikein paljon kiitoksia. Me olemme kohdanneet monia haasteita. Nyt kyse on poliittisesta sopimuksesta vastauksena tähän kriisiin. Ehdotus on pöydällä. Euroopan parlamentti vaati MK monivuotisten rahoituskehysten muuttamista, vastuun yhteisöllistämistä, eurobondeja, enemmän tukiaisia kuin lainaa, omien varojen pelivaran lisäämistä, budjetin lisäämistä, EUn vastausta perään kuulutettiin. tätä. Nyt korostetaan komission ehdotuksessa toinen haaste, poliittisen sopimuksen löytäminen koskien unionin tulevaa talousarviota. Ehdotus toiselle kaudelle on huono siirtymää on keskeisellä sijalla. Parlamentti on oman ehdotuksensa esittänyt. Toivottavasti neuvosto toimii vaatimusten mukaisesti. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana edustaja Tobe, yksi minuutti. Ähm, Eurooppa behöver nu eh, komma samman och enas. Puhemies, Euroopan täytyy nyt yhdistyä. Sen pitää päätyä yhteisymmärrykseen elpymispaketista ja monivuotisesta rahoituskehyksestä ja talousarviosta. Ja me haluamme vahvistaa yhteistyötä ja osoittaa samalla myös vastuullisuutta. Me otamme nyt yhdessä valtavan lainan, mutta tulevien sukupolvien ei pidä tätä joutua maksamaan. Me tarvitsemme siitä tiukempaa takaisinmaksuohjelmaa. Ei voi hyväksyä sitä, että takaisinmaksu alkaa vasta vuonna 2028 ja kestää 30 vuotta tarvitaan myös oikeusvaltioperiaatteen soveltamista niin, että näitä eurooppalaisia varoja käytetään niin kuin kuuluu ja täytyy. Ja mikä tahansa kompromissi sitten tässä löydetäänkin, niin kyse ei ole tuesta, subventioista tai lainasta. Tätä kautta ei voida vahvistaa EUta, sitä voidaan vahvistaa investoinneilla edistyksellä. Kiitoksia edustaja Vitanov, yksi minuutti. Видно е, че проведените до момента преговори не носят... Kiitoksia. On tietenkin selvää, että neuvotteluissa ei ole päästy eteenpäin. Britit haluavat hyödyntää sisämarkkinoita ilman, että vastuusta ja velvollisuuksista olisi tietoakaan. Vapaa ihmisten liikkuvuus päättyisi siihen, kun siirtymäkausi päättyy. Ja mitä tulee EU-kansalaisten oikeuksiin, niin neuvotteluiden aikanahan britit rajoittivat näitä oikeuksia. Lainsäädäntö etenee Britesaarilla nopeammin kuin itse neuvottelut. EUn pitäisi vaatimalla vaatia jotain muuta. Eli sitä, että vastavuoroisuutta ja syrjimättömyyttä vaalittaisiin ja että huomioitaisiin myöskin muut haasteet. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavan edustaja Sikorski. Yksi minuutti. Uh, Puhemies. EU-UK-ystävyysryhmän varapuheenjohtajana minä tietenkin haluaisin sopimuksen, mutta alan olla hiukan epätoivoinen. Meidän ehdoton rajamme politiikassa on, että haluamme säilyttää sisämarkkinoiden eheyden. Brittipääministeri on kert- välittänyt meille, että Iso-Britannia ei voi hyväksyä sopimusta, joka asettaa Ison-Britannian tuomioistuimen ala- alaisuuteen tai sitoo alahuonetta millään tavalla tulevaisuudessa, kun määritellään Ison-Britannian kauppajärjestelyjä. Mielestäni tämä saa koko sopimuksen jo mahdottomaksi, koska minkä tahansa sopimuksen luonne on sellainen, että tulee tekemään tulevaisuudessa niin kuin sopimuksessa sanotaan, eikä niin kuin itse haluaa. Ja tämän takia meidän punaiset rajaviivamme eivät tunnu yhdistyvän missään kohtaa. Ja siksi lopettaisin, lopetettaisiin se, että vaaditaan mahdottomia neuvottelijoita. Me aletaan valmistautumaan valitettavasti tällaisen ikävään lopputulokseen, joka näyttää vääjäämättömältä. Siis todella kova Brexit on ehkä tulossa. Kiitos. Q, one minute, Mr. Garcia Marga. Kiitoksia. Seuraavana Garcia Magalo, yksi minuutti. Kiitoksia oikeudenmukainen kilpailu, ovat perusperiaatteita. Ja tätä ei kyllä noteuta Espanjan ja Ison-Britannian välisessä verotussopimuksessa. Tätä kautta hyväksytään se, että voi jatkossakin olla verojärjestelmä, joka verottaa voittoja, joita on saatu Gibraltarin kalliolla, mutta ei ulkopuolella ja on tällainen symbolinen vero. Nämä, tämä synnyttää eroja 30 000 offshore-työpaikkaa Gibraltarille ja 60 prosenttia Gibraltarin hallinnassa olevaa online-pelimaailmaa. Ja Gibraltar on tällä hetkellä kolmen suurin tulotaso per capita, kun ympäristöllä kuitenkin tämä tulotaso on kuusi kertaa pienempi suurempi ero kuin Meksikon ja USA välillä. Olemme tuomineet tällaisen järjestelmän montakin kertaa, kun se on vastoin Montin yritysverosääntöjä ja valtion tukisääntöjä vastaan. Espanjan hallitus ei voi ohittaa tätä tilannetta, mutta EU ei myöskään voi tällaista suvaita. Ja tämä pitää ottaa huomioon seuraavassa neuvottelussa. Olisi hyvä, että näissä neuvotteluissa – velvoitettaisiin kaikki toimimaan kansainvälisen oikeuden mukaisesti, mitä tulee oikeuskäytäntöömme tässä oikeuksien unionissa, jota edustan. Kiitoksia edustaja Kristoforo, yksi minuutti. Παϊκής Επιτροπής και βρισκόμενος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτήν την ισχυρή δύναμη των λαών Puhemies, voimme nähdä, että haluaisin tuomita yhden kysymyksen, joka on eurooppalainen asia. Kyse on politiikasta, joka on uhkaavaa koskien kahta EUn maata, Kreikkaa ja Kyprosta. Turkin rikkomukset Kreikassa Kyproksella. Nämä eivät ole kysymykset, jotka koskevat vain Kyprosta, vaan koko EUta. EUn suvaitsevaisuus ja jatkossakin hyväksyy tällaiset uhkailut Turkin suunnalta. Tätä ei voida hyväksyä ja voimmekin todeta, että Turkki rikkoo talousaluesääntöjen vastaan ja halusin vedota EUn päätösvaltaisiin isoihin maihin. Niiden pitäisi suojella EUn aluevesiä niin kuin ne tekevät maarajoillakin ja ehkä pitäisi jopa lähettää laivastojoukkoja, jotta voitaisiin suojella näitä aluevesiä. Mr. Warborn. Kiitoksia edustaja Warborn. Yksi minuutti. Vi behöver en så nära relation med Storbritannien. Paljon kiitoksia. Me tarvitsemme mahdollisimman hyvät ja läheiset suhteet eh, yhdistyneeseen kuningaskuntaan, niin hyvät ja läheiset kuin mahdollista ovat Euroopan kumppaneita ja ystäviä. Maantieteellinen läheisyytemme ja suhteemme tekevät mahdottomaksi sen, että menisimme ensi vuoteen ilman sopimusta. Boris Johnson haluaa, että Iso-Britannialla on parhaat mahdollisuudet Euroopassa, mitä tulee yrityksiin me taistelemme työpaikoista, me investoinneista. On kyse siitä, että on saatava aikaan enemmän kasvua ja meidän on tietenkin toimittava myös byrokratiaa vastaan, luotava paremmat edellytykset viennille, myös pienille yrityksille. On tietenkin mahdollista että nämä neuvottelut hidastuvat ovat COVID-19 kanssa, siksi neuvotteluaikataulu on lyhentynyt, mutta nyt on rakentavia mahdollisuuksia vielä käydä neuvotteluja kesällä. Toivomme saamaan hyvän sopimuksen aikaiseksi. Kiitoksia edustaja Van Dalen. Yksi minuutti. Voorzitter, een goede handelsovereenkomst. Puhemies, hyvä sopimus on molemmille tärkeä, mutta britit vain perääntyvät, vaikka jostain on jo sovittu, eli nyt lähdetään vaatimaan uudestaan jotain. Mielestäni poliittinen julkilausuma, jonka Boris Johnsonkin allekirjoitti, niin siitäkin luistetaan. Haluaako hallitus sopimusta laisinkaan? Yritykset kyllä. Confederation of British Industries – on sitä mieltä, että EUn sisämarkkinat ovat heidän kannaltaan elinehto, joten no deal tarkoittaa vain tappioita molemmin puolin. Ja millään brittiyritykset eivät voi tätä menetystä korvata. Ja mitä tulee taas kalastukseen, kyllä me tarvitsemme pääsyä kalastusalueelle ja meidän täytyy yhdessä hallinnoida vesistöjä ja kaloja. Ja mikäli sopimuksen ei päästä tällä saralla, niin sitten ei myöskään kouppasopimusta pidä lähteä tekemään. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana edustaja Spiraki, yksi minuutti. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, Αντιπρόεδρε Σεύκοβιτς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Οι χαμηλές προσδοκίες που... Kiitoksia puhemies. Olen sitä mieltä, että heikko kunnianhimon taso neuvostossa – ei paranna tätä luottamuksen henkeä, jota tarvittaisiin. Me olemme menettäneet noin 25 prosenttia BKTstä Kreikassa talouskriisin aikana. Nyt edessä on syvä taantuma, jos EU ei välittömästi toimi. Tämän takia neuvoston täytyy tarttua tähän tilaisuuteen ja lähettää sopiva viesti markkinoille, jotta saadaan uudelleen luottamusta herätettyä elpymisrahasto eurooppalaisen budjetin avulla. Tätä kohta voidaan tukea primäärituotantoa, voidaan myös rohkaista käyttämään energiapolitiikkaa politiikkaa ja tukea pk-yrityksiä, jotka nyt taistelevat voidakseen uudelleen avata ovensa ja alkaa toimintansa. Meidän pitää saada nämä varat käyttöön, että voimme muuttaa talouttamme, jotta voidaan luoda työpaikkoja meidän sukupolvellemme ja seuraavalle. Kiitos. Kiitos. Sitten vielä esittelijöihin. Kollega Piri, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puhemies. Haluan kiittää kollegoita heidän osallistumisestaan keskusteluun ja heidän jatkuvasta tuestaan. Haluaisin antaa erityiskiitokset Kristoff äh, Hansenille, toiselle esittelijälle ja kaikille varjoesittelijöille, jotka tekivät työtä tämän asian parissa. Emmekä tietenkään myöskään saa unohtaa äh, kiitollisuutta niin Michel Barnierille ja hänen tiimilleen siitä, että hän on aina ollut yhteydessä tähän äh, parlamenttiin. Toivotamme teille kärsivällisyyttä ja hyvin paljon huumorintajua seuraaville viikoille. Et olette kaikki korostaneet sitä, että nyt ei tarvita mitään lyhyen aikavälin, vaan pitkän aikavälin visiota, kun otetaan huomioon ne valtavat haasteet, joita meillä on. Jos yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ei pian ja radikaalisti muuta lähestymistapaansa näihin neuvotteluihin, ei ole mitään mahdollisuutta päästä aikaan kattavaan kumppanuuteen ennen eh, siirtymäkauden loppua. Ja rehellisesti sanottuna nykyisissä olosuhteissa uskon, että meidän täytyy myös valmistautua tällaiseen no deal-tilanteeseen, sopimuksettomaan tilaan. Mm, viime viikolla Yhdistyneen kuningaskunnan tilastokeskus osoitti selvästi koronaviruskriisin taloudellisen vaikutuksen. Nyt on aika kääntää narratiivia ja tehdä pandemiasta syy menestykselle eikä tekosyy epäonnistumiselle. Se olisi katastrofi kansalaisille kummallakin puolen. Me tarvitsemme EUta e, ja me voimme saada aikaan sopimuksen, joka on hyvä kaikille, mutta ei sopimusta, ei ole rationaalista eikä vastuullista. Aika on tullut nyt kantaa vastuu ja olla rohkea. Kansalaiset ja yritysmaailma odottaa varmuutta ja ennakoitavuutta. EU on valmis kantamaan vastuunsa ja täyttämään heidän odotuksensa. Kiitoksia. Hansen. Kiitoksia ja sitten edustaja Hansen kaksi minuuttia. Kiitoksia rouva puhemies, hyvät kollegat, kiitokset näistä kommenteista tämän pitkän keskustelun aikana. Olisi tietenkin hienoa, että voisin vastata kaikkiin kommenteihin kysymyksiin, mutta aika on kortilla, joten otan kantaa vain muutamiin asioihin. Paljon on puhuttu tästä yhtäläisestä mahdollisuudesta. Isäni, joka ei puhu englantia laisinkaan, niin kysyy, että silloin kun puhut Brexitistä, niin miksi vaadit aina tästä, vaadit tätä samaa tas, yhtäläisiä mahdollisuuksia. Mitä se tarkoittaa? Me olemme molemmat ö, Fillaroidin ystäviä. Jos kyse olisi Ranskan ympäri ajoista SkyTeamin Chris Froome ajaisi sähköpyöräille me tavallisella, onko se reilua? No vastaus on tietenkin se, että ei todellakaan. Me haluamme reilua, rehtiä kisailua. Sitä kaikki urheilijatkin heidän ainakin pitäisi kuuluttaa. Mutta nyt halutaan mahdollisimman läheistä yhteistyötä brittien kanssa. Se on kaikkien etujen mukaista. Me toimimme jatkossakin äh, rakentavassa hengessä. Me haluamme löytää tasapainoisen ratkaisumallin. Toivottavasti lähiviikkojen aikana tälle tielle päästään sekä Brysselissä että Lontoossa, mutta tässä tietenkin tarvitaan molempia osapuolia, kuten komission jäsenkin totesi, ja kannattaa muistaa, että parlamentin kannattaa olla valmiina, kun viimeiselle metrille ja loppusuoralle lähdetään. Kiitokset ja lopuksi vielä edustaja Sefcovic komission puolesta. Olkaa hyvä, arvoisa komission jäsen. Of the European Parliament, my colleague. Kiitoksia puhemies. Kiitän parlamenttia, kollegani EUta, herra Barnieta, muutama kommentti alkuun asiasta, jonka Rova Garcia Perez, Rova Keller, Zulos ottivat esille. Tietenkin tämä on tämä videokonferenssi Euroopan neuvostossa, joka pidetään perjantaina, ja mitä me tulemme ehdottamaan monivuotisiksi rahoituskehykseksi ja Next Generation EUksi ohjelmasta. Ensin haluan kiittää teitä teidän tuestanne, koska tämä on tärkeä ajatellen keskusteluamme Euroopan jäsen, unionin jäsenvaltioiden kanssa ja suuren yleisön kanssa. Haluaisin vakuuttaa ja rahoittaa teitä, että emme menetä tässä minuuttiakaan ajasta, jota, joka meillä nyt on käsissämme. Ja tässä on kyse historiallisesta kunnianhimoisesta sopimuksesta, näin ainakin toivon, koskien sekä MFF ja Next Generation EUta heinäkuussa. Me emme menetä hetkeäkään, minuuttiakaan, koska me puhumme hallitusten kanssa eri tasoilla, olemme yhteis- yhteydessä kansalaisen ja itse olen ottanut yhteyttä kaikkiin kansallisten parlamenttien edustajien tiistaina, kun selitin heille minkälainen rakenne tähän ehdotukseen liittyy ja kuinka tärkeä rooli kansallisella ja Euroopan parlamentilla on, kun ne ratifioivat tämän loppujen lopuksi. Tietenkin meille solidaarisuus on ihan välttämättömyys. Ja uskon, että tämä perjantain videokonferenssi neuvostossa on mahdollista sen, että me pystymme lähentämään kantoja toisinsa ja e, mielipideeroja ja voidaan valmistaa tietä hyvin uskoakseni ratkaisevalle askeleelle eteenpäin sitten heinäkuussa. Sitten toinen aihe, joka tuli esille keskustelussa. Haluaisin vain kertoa teille siitä, kuinka aiomme toteuttaa erosopimusta. Kuten te tiedätte, minä edustan EUta tässä sekakomiteassa Michael Gown kanssa, joka edustaa Britihallitusta. Ja tässä me puhumme sopimuksesta, joka hyväksyttiin, allekirjoitettiin, ratifioitiin tässä parlamentissa, samoin Ison-Britannian mm, parlamentissa. Ja sitten kun oli selkeä kannanotto Mike Govilta, että ei pyydetä mitään jatkoa siirtymävaiheelle, niin tein samoin mitä kuulin äh, esittelytä Rova Piedeltä herra Hanselta, mutta herra McAllisterilta, että meidän täytyy siis nopeuttaa meidän omaa työtämme ja varmistaa, että erosopimus toteutetaan asianmukaisella tavalla. Olen hyvin iloinen voidessani raportoida teille, että SEKA-komitean keskustelut käytiin myönteisessä hengessä ja pystyimme toteamaan, että edistystä oli saatu aikaan rahoituskysymyksissä Gibraltarin pöytäkirjan kohdalla, samoin mitä tulee YK, UK ja Kyproksen oikeuksiin ja sitten kansalaisten oikeudet olivat myös tärkeä kysymys ja sehän on tärkeä asia kansalaisille meidän Euroopan parlamentille. Uskon, että pystymme ratkaisemaan tässä mielipideerot ennen vuoden loppua. Kaikkein haastavin kysymys liittyy tietysti siihen, miten toteutetaan Irlannin ja pohjois välistä pöytäkirjaa. Tässä puhuin todella suoraa kieltä ja tein selväksi myös Yhdistyneen kuningaskunnan valtuuskunnalle, että me tarvitsemme enemmän operaatiota, koska ymmärrämme pyrkimykset, jotka meillä on esitelty, mutta meille on hyvin tärkeää saada konkreettisia vastauksia koskien sitä, miten Iso-Britannia aikoo toteuttaa vaikka ALV- ja valmisteverojärjestelmiä ja tullivelvoitteita, miten niitä tullaan toteuttamaan erosopimuksessa. Ja olen tyytyväinen, että vastaus, jonka sain, on, että he tulevat tekemään tiukasti työtä kesän aikana, jotta saavat, saadaan aikaan uusi komiteakokous heinäkuussa koskien Irlantia, ja sitten he saadaan varmaankin aikaan edistystä syyskuuhun mennessä. Joten työtä on paljon, mutta uskon kyllä, että kun puhutaan tästä erosopimuksesta, niin molemmat osapuolet ymmärtävät, että kunnollinen täytäntöönpano on olennaista luottamuksen rakentamista, jota me tarvitsemme, jotta saadaan aikaan hyvät tulevaisuuden suhteet EUn ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä. Ja miten, miltä nämä tulevat mm, suhteet sen nä, näyt, miltä ne näyttävät? Annan tässä puheenvuoron Michel Barnierille, koska hän tekee väsymättä työtä ja hän pystyy paremmin tästä kertomaan. Barnier, you do have the floor. Thank you. Kyllä vain näillä sanoilla teille puheenvuoro, edustaja Bani. Kiitoksia puhemies. Hyvää iltaa kaikille. Kiitän myös Marosia hyvästä yhteistyöstä meidän kesken. Muutama sana vielä lopuksi hänen rinnallaan tästä näistä neuvotteluista, jotka ovat varsin monimutkaiset, aivan poikkeukselliset nämä Brexit-neuvottelut. Haluan todella vilpittömästi myös kiittää parlamenttia, teidän parlamenttani, rouva puhemies, 17 valiokuntaa, jotka ovat tässä mukana, samoin esittelijät, muun muassa herra Mäkälistä. Ja nyt on tullut aika kiittää lämpimästi myös Kati Pirja, Kristoff Hansen ja heidän tekemästään työstä, mutta vaikeaa tiivistelmätyötä, jota he ovat tehneet ja onnittelen heitä tästä tuloksesta. Me tarvitsemme valppautta, päättäväisyyttä. Euroopan parlamentissakin tänä kautena juuri tämä päättäväisyys, jota puhemiehenne David Sassoli osoitti maanantain korkean tason kokouksessa, joka järjestettiin komission puheenjohtajan ja Charles Michelin johdolla. Te olette myös mukana, samoin Boris Johnson. Sitten taisi olla Natali Luoso, joka sanoi, että parlamentti saa jälleen viimeisen sanan jälleen kerran siinä vaiheessa, kun toivottavasti löydetään aikaan yhteisymmärrys iso britannian kanssa. Maros Czeskovic tästä jo muistutti, me olemme panneet merkille brittihallituksen kielteisen kannan jatkaa mahdollisesti siirtymäväitä, niin kuin, mutta ainahan tämä mahdollisuus on vielä 30. kesäkuuta asti. Tämä mahdollisuus on. Nyt on neljä, on neljä vuotta neuvotteluta takana, neljä kuukautta enää jäljellä. 204 päivää täsmästi, niin kuin Rova Luosos, Katipiri sanoi, tämä on siis vaikea, mutta se on kuitenkin mahdollista, vaikka aikaa on vähän. Ja minä jaan tämän kiireellisyyden tunteen, johon Boris Johnson viittasi. Siksi me olemme päättäneet, että neuvottelut heidänkin neuvottelutiiminsä on hyvin ammattimainen, niin kuin mekin. Me aiomme tiivistää yhteistyötämme sitten tulevina kuukausina ja käymme kohdennetumpaa keskustelua eri asioista ja otamme huomioon ovat velvoitteemme ja tavoitteemme, mutta ihan tiedätte, että minun sääntönäni on, että sa, sa, teidän parlamentin osoittaa samanlaista avoimuutta, samoin 27 jäsenvaltiota. Heidän, heihin pitää suhtautua, suhtautua avoimesti. Seuraavat vaiheet neuvotteluissa, se on selvää, niin kuin kolmen toimielimen puheenjohtajat kertoivat, kun he tapasivat maanantaina Boris Johnsonin. Meille tärkeää on ennen tätä prosessia jo, että edistytään sisältökysymyksissä. iso britannian tehtävä on valita, mitä haluavat, koska he haluavat sopimuksen. Sanoitte hyvin tämän täällä keskustelussa aikaisemmin, rouva ministeri, että yhdistynyt kuningaskunta on valinnut sen, että ei halua sopimusta, koska ehdot sopimukselle ovat jo tiedossa. Me olemme sopineet näistä yhdessä mm, Boris Johnsonin kanssa. Jokaista neuvot- sanasta on jo neuvoteltu poliittisessa julistuksessa. Jokaista pilkusta on neuvoteltu, jotta saisimme aikaan kestävän kunnianhimoisen kumppanuussuhteen, joka on tärkeä myös Euroopan parlamentille ei ole kyse vain ennennäkemättömästä kaupallisesta äh, suhteesta. Nolla tariffit koskee kaikkia tuotteita. Se on ihan ensimmäinen EUn kauppahistoriassa, mutta myös tähän liittyisi kastosopimus, niin kuin täällä muistettiin, ja sitten myös nämä level playing field, yhtäläiset toimintamahdollisuudet koskien verotusta, sosiaalisia oikeuksia, ympäristölainsäädäntöä sitten täällä äsken viitattiin, herra Hansen viittasi tähän reiluun toimintaan sosiaalisessa mielessä, ja tämä liittyy myös turvallisuuteen, puolustukseen, energiapolitiikkaan. Ja tältä pohjalta haluaisimme myös, että markkinoille pääsy on molemmin puolin oikeudenmukaista. Poliittinen julkilausuma, periaatteet, ne ovat ohjanneet meidän toimintaamme. Me julkaisimme 19. maaliskuuta sopimusluonnoksen, eikä tästä nyt enää voida mitenkään neuvotella. Neljän vuoden neuvotteluiden jälkeen näemme hyvin hyvät naiset ja herrat, minkälainen strategia brittihallituksella on. Ensin se kieltäytyy kaikista neuvotteluista koskien tärkeitä kysymyksiä, puolustusta, turvallisuutta, kehitysyhteistyötä. Minä olisin, haluttiin keskittää kaikki neuvottelut vain taloudellisiin kysymyksiin ja puolustamaan omia taloudellisia etuja. Siitä oli kyse. Ja sitten mitä tulee vielä brittien strategian, haluttiin neuvotella tietyillä alueella varsin läheinen lähe, lähes sama tilanne kuin olisi jäsen tuliliitossa tai ja Schengenissä ilman, että oli, heillä oli mitään velvoitteita tai rajoituksia. Me kutsumme tätä juuri äh, cherry picking toiminnaksi. Äh, tämä koskee keskinäistä tunnustusta, ammattipätevyystutkimuksia tai sähkönsiirtosopimuksia. Me emme hyväksy tällaista rusinoiden noukkimispolitiikkaa pullasta. Sitten vielä britit halusivat kieltäytyä kaikista selkeistä vahvoista sitoumuksista koskien yhtäläisiä toimintamahdollisuuksia, jotta voisivat säilyttää vapauden erot, edetä EUn tämänhetkisistä säännöistä ja kilpailla sitten sääntelyn avulla. Jotkut sanovat jopa, että tämä on ihan Brexitin suurin syy, ja tämä strategia kyllä on tullut selväksi olen tyytyväinen, että parlamentti on tiukasti kantaa. Tämä näkyy ö, valtion tuissa, rahoituspalveluissa. Britit eivät ole antaneet mitään merkkiä, miten kansalliset aikovat toimia valtion tukien kohdalla jatkossa. Tämä näkyy myös elintarvikelainsäädännön kohdalla elinkeinoturvallisuuden kohdalla britit haluaisivat jopa uudelleen avata maantieteelliset merkinnät, ja tämän kysymykseen kuitenkin niitä sel- selvästi suojellaan tässä erosopimuksessa, johon äh, Maros äsken viittasi. Tämä ei sovi mitenkään yhteen kestävän äh, sopimuksen kanssa, joka olisi myös kunnianhimoinen. Ja kuitenkin kyse on suuresta isosta maasta, joka jatkossakin tulee olemaan kumppanimme ja liittolaisemme. Minä olen kuitenkin vakuuttunut vielä siitä, hyvät naiset ja herrat parlamentin jäsenet, että saadaan aikaan pitkäaikainen sopimus, johon Danuto Hybner viittasi, jota olemme halunneet alun perinkin ja haluamme antaa mahdollisuudet näille jatkoneuvotteluille no, nopeutussa vaiheessaan. Mutta Hyvät näistä herrat, te olette antaneet suunnan minulle toimia tässä päätöslausumassa. Emme tee kuitenkaan hintaan mihin hyvänsä tätä sopimusta, niin kuin Bernard Lange sanoi. Me emme uhraa, viittaan Ursula von der Leyen sanoihin, emme koskaan tule uhraamaan taloudellista ja poliittista pitkän aikavälin etua ja uhraa EUn kansalaisia ja urut, u, u, u, yrittäjiä. Maros viittasi tähän myös, haluamme taata kansalaisten oikeudet ja puhemies, täm, Tämä on tärkeä asia ottaa huomioon myös Iranin rauha ja soveltaa hyvin tätä Iranin pöytäkirjaa. Meidän prioriteettimme tulee jatkossakin olemaan se, että saataisiin aikaan sopimus, niin meillä on myös vastuu, herra Ari Moi, herra Sirdevan viittasivat tähän juuri äsken, meidän pitää kollektiivisesti valmistautua kaikkiin mahdollisiin skenaarioihin vuoden lopussa jos saadaan sopimus aikaan tai sitten ei. Joka tapauksessa meidän pitää valmistautua tähän kaikkeen ja aiomme näin tehdäkin. Kiitän teitä luottamuksestanne ja että olette osoittaneet minulle ja neuvottelutiimille Euroopan komissiolle. Sehän on, mehän olemme teidän neuvotteluryhmämme. Tulevina tulevat viikot ovat ratkaisevan tärkeitä. Meidän pitää osoittaa tie, tiettyjä taitoja. Tässä Rova Piri viittasi huumorin tajuun No, siinäkin on edistytty kyllä, sitä on merkkejä, tarvitaan kylmähermoisuutta, rauhallisuutta, johon viitattiin sitten kärsivällisyyttä. Minulta, minulla näitä kyllä riittää. Sitten tiukkuutta tarvitaan, mitä tulee periaatteisiin. Pitää puolustaa tässä kuluttajia ja yrittäjiä. Ja sitten tarvitaan yhtenäisyyttä ja parlamentti osoitti tästä jälleen kerran esimerkkiä tänään. Kiitän teitä. Thank you very much and I hope your reserves do not run out. Paljon kiitoksia. Toivottavasti rahkeet riittävät loppuun asti. Ja seuraavana vielä kokouksen päätteeksi kollega Bernietz, olkaa hyvä. Kiitos arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat. tässä on vielä muutaman sanon neuvotteluista, uudesta kumppanuudesta yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, joista monet teistä puhuivat me eh, hyväksymällä teidän kantanne. Meidän neuvottelijamme on toivottavasti paremmin eh, pyykäs osallistumaan näihin intensiivisiin neuvotteluihin, jotka ovat tulossa, kuten on eh, selvä edistys neuvotteluissa pitää kulkea käsi kädessä eh, erosopimuksen eh, täytäntöönpanon edistyksen kanssa. Meidän täytyy olla valppaina, mitä tulee eh, kansalaisten oikeuksien ylläpitoon, oli kyse sitten siirtymävaiheesta tai tulevista suhteista yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, mutta meidän valppautemme pitää olla myös voimakas, kun katsomme tätä taloudellista kumppanuutta, jossa tarvitaan vahvaa äh, hallintoa, jotta voidaan äh, taata EUn sisämarkkinan integriys ja äh, siksi odot, luotamme teidän yhteistyöhönne tässäkin asiassa. Kun neuvottelemme yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tulevasta kumppanuudestamme, meidän tavoit luotamme, luotamme ähm, tukeen neuvottelijoille, että saamme aikaan mahdollisimman hyvän äh, tuloksen kansalaisille ja ähm, EUlle. Sitten monivuotisesta rahoituspuitteesta. Haluamme saada aikaan mm, sopimuksen ja tarjota valtiopäämiehille mahdollisuuden keskustella monivuotisesta rahoituspuitteista ja elvytyspaketista. Siksi perjantai tulee olemaan äh, alustuskeskustelu, jossa valtionpäämiehillä on mahdollisuus selittää, miten he näkevät tämän komission ehdotuksen ja kuinka se täyttää heidän odotuksensa. Tämä tiedottaa sitten neuvostolle neuvoston puheenjohtajalle ja auttaa häntä keräämään yhteen tarpeelliset elementit, jotta hän pystyy valmistelemaan lopulliset neuvottelut ja saamaan aikaan hyvän kompromissin tulemme jakamaan tietoa. Me tiedämme, että on vielä paljon työtä tehtävänä, jotta voidaan tuoda yhteen erilaiset edut ja saadaan aikaan kompromissi. Loppujen lopuksi meidän tavoitteemme on päästä yhteisymmärrykseen mahdollisimman pian tällaisesta ainutlaatuisesta rahoituspaketista, jolla puututaan ainutlaatuiseen kriisiin. Puheenjohtajavaltio tulee viimeisinä päivinä vielä tekemään kaikkensa, jotta pystymme helpottamaan kaikkia tukea eh, jotta tällaiseen sopimukseen päästäisiin. Ja haluamme ottaa tässä yhteydessä huomioon myös parlamentin näkemykset, koska pandemian alusta asti on ollut selvää, että pystymme voittamaan tämän kriisin ainoastaan, jos toimimme yhdessä solidaarisesti. Kiitoksia. Thank you very much. Paljon kiitoksia, hyvät kollegat. Yhteiskeskustelu päättyy tähän. Tarkistuksista on jo äänestetty, eli kollega Pirin ja Hansenin tekstistä loppuäänestys toimitetaan huomenna aamulla. Ennen kuin keskeytetään istunnon, haluan kiittää tulkkeja, sillä keskustelu venyi odotettua pidemmäksi, joten vilpittömät kiitokset teille, arvon tulkit. Jatkamme kello 19.00. Kiitoksia.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 Guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvää iltaa, hyvät kollegat. Seuraavaksi esityslistalla ovat neuvoston ja komission julkilausumat Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi. Tässä keskustelussa ei ole mitään spontaaneja puheenvuoroja eikä sinisiä kortteja. Eli ensimmäiseksi neuvostosta ministeri Brignac, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvät äh, jäsenet. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta jälleen kerran keskustella kanssanne Euroopan tulevaisuutta koskevasta konferenssista. Tänään pohdinta tuntuu tärkeimmältä kuin koskaan, kun ajatellaan kuinka valtavia haasteita unionissa on. Tilanne on toki muuttunut radikaalisti sen jälkeen, kun viimeksi puhumme tästä aiheesta tässä täysistunnossa tammikuussa. COVID-19-pandemia on jättänyt syv- syviä jälkiä yhteiskuntiimme ja talouksiimme, eikä kukaan ole siltä säästynyt e, mukaan lukien nämä suunnitelmat konferenssia koskien. Viimeisten viikkojen kuukausien aikana olemme tietenkin joutuneet keskittymään kaikkein tärkeimpiin prioriteetteihin kansalaisillemme, eli terveyden hätätila ja sen yhteiskunnalliset ja taloudelliset vaikutukset. Ja tämä kriisi on nyt osoittanut todella, kuinka valtavan tärkeää on yhdessä pohtia tämän unionimme tulevaisuutta. Puheenjohtajavaltio on vahvasti sitoutunut siihen, että saavutettaisiin konsensusneuvostossa mahdollisimman pian. Tarkoituksena on päästä sopimukseen parlamentin ja komission kanssa koskien ajoitusta ja tapaa, jolla konferenssi aloitettaisiin ja millaisesta konseptista kaiken kaikkiaan olisi kyse. Haluaisin kuitenkin todeta, että teemme parhaamme, jotta neuvostossa nopeasti päästäisiin äh, ratkaisun tässä asiassa. Työ on vielä kesken. Mm, rytmi on kiihtynyt viime viikkoina Koreperissä, ministerin kokouksissa muissa äh, tahoissa 9.5. Mm, pääministeri Blenkovic korosti sitä, kuinka tärkeää on keskustella Euroopan tulevaisuudesta kansalaisten ja muiden sidosryhmien kanssa, jotta voisimme keskustella mikä on näkemyksemme Euroopan unionin tulevaisuudelle. Hän pyysi, että kaikki jäsenvaltiot pyrkisivät konsensukseen mahdollisimman pian heti, kun parlamentin ja komission kanssa on sopimuksen päästä. 26. toukokuuta puheenjohtajavaltio otti konferenssia koskevan keskustelun äh, agendalle, kun Euroopan asioiden ministerit tapasivat internetin välityksellä videokonferenssissa. Konferenssin Järjestelyssä on tietenkin otettava huomioon viimeaikaiset kehityskulut. valtio näin ollen työstää nyt neuvoston kannan uud- tarkistettua versiota ottaen huomioon COVID-19 realiteetti. Otamme huomioon päätöslauselman Euroopan parlamentista, josta Euroopan parlamentti äänesti, jossa myös heijastellaan tätä uutta tilannetta. Samanaikaisesti uskomme, että konferenssin luonnetta ei pitäisi merkittävästi muuttaa pandemian takia, vaan konferenssin kautta olisi kehitettävä mm, toimintapolitiikkaa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, niin että voimme paremmin puuttua nykyisiin ja tuleviin haasteisiin samalla ottaen huomioon mahdollisimman monia näkemyksiä mahdollisimman monelta sidosryhmiltä. COVID-19 pandemian on otettava mukaan, mutta uskomme kuitenkin, että tämä kriisi on korostanut sitä, kuinka tärkeä on vielä eteenpäin 2019-2024 agendan prioriteettia. Niihin kuuluu sisämarkkinoiden vahvistaminen, jotta voidaan menestyksekkäästi suoriutua digitaalista vihreästä siirtymästä niin, että kansalaisemme siitä voivat hyötyä ja hyvinvointi lisääntyä. Olemme myös hyvin vakuuttuneita siitä, että konferenssin pitäisi olla osallistava prosessi, jossa olisivat mukana kolme toimielintä, kunnioittain täysin toimielintä välistä tasapainoa ja kunkin toimielimen omaa roolia. Jäsenvaltiot olisi otettava tasavertaisesti mukaan myös niiden kansalliset parlamentit. Jaettu omistajuus on hyvin tärkeä tässä. Lopuksi haluaisin vielä korostaa ja toistaa sen, että, että meidän on korostettava prioriteetteja ja tehtävä selväksi näkemyksemme Euroopan unionin tuleviksi vuosikymmeneksi. Tämä on hyvin tärkeää ja kuten koronaviruskriisi on osoittanut, jakolinjat heikentävät meitä. Jos pääsemme niistä yli, vain niin voimme proaktiivisesti muokata omaa tulevaisuuttamme. Kiitoksia. Very much, Madam Minister. Kiitoksia ministeri. Ja sitten komission jäsen varapuheenjohtaja Suitsa, olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitos, puhemies. Arvoisat jäsenet. Viimeksi, kun minulla oli mahdollisuus puhua täällä parlamentissa Euroopan tulevaisuutta käsittelevästä konferenssista, elimme 15. päivää tammikuuta ja sen jälkeen työt ovat ja maailmamme on muuttunut merkittävästi. Kriisi ei ole vielä ohi, joten emme vielä tiedä tarkkaan, minkälainen vaikutus tällä on työhömme. Keskeisin viestini teille minulta olisi tänään se, että Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi on nyt entistäkin tärkeämpi. Demokraattisen osallistumisen harjoitus, joka osoittaa eurooppalaista tietä. Yhteiset arvomme ovat tärkeitä, kun ajattelemme yhteiskuntiemme resilienssiä ja sitä tarvitaan, jotta voimme toipua koronakriisistä. Meidän on edettävä välttämättä yhdessä kunnianhimoisesti ja jättävä visioitamme – minä haluaisin, että voisimme olla yhteydessä kaikkiin Euroopan kansalaisiin. Koronapandemia osoittaa solidarisuuden merkityksen ja osoittaa myös, miten voimme yhdessä elpyä ja selvitä tästä kriisistä, kuten puheenjohtaja van der Leyen hiljattain sanoi täällä täysistuntosalissa. Olen samaa mieltä. Ja lisäisin vielä sen, että ainoastaan yhdessä voimme rakentaa nykyhetkeä ja tulevaisuutta. Sellaista tulevaisuutta, jonka kansalaisemme ansaitsevat sekä nykypäivänä että tulevaisuuden. Komissiolla on selkeä suunnitelma, jolla pyritään kriisistä pois. Haluamme kestävää taloudellista kasvua, johon liittyy digimuutos ja vihreä kehitys, kuten Eurooppa-neuvosto on esittänyt. Laaja elpymispaketti 1,85 euroa auttaa Eurooppaa toipumaan kriisistä. Ja näin voidaan tukea monia talouden aloja, kun pyritään selviämään tästä kriisistä. Mukana on Next Generation EU-aloite esimerkiksi. Näin tuetaan EU-budjettia ensimmäisenä elpymisvuonna. Ja meillä on tukena myös vankempi tuleva rahoituskehys, jotta voidaan osallistaa kaikki – myös ne, jotka ovat kärsineet kaikkein eniten tästä kriisistä tai elävät alueilla, joihin tämä kriisi on iskenyt pahasti. Näin meillä on hyvä väline saada kaikki eurooppalaiset tähän kehitykseen mukaan. Odotan innolla parlamentin neuvoston ja komission yhteistä kantaa ja myöhemmin mahdollisimman pian toivon, että voimme aloittaa tulevaisuuskonferenssin työn. Emme voi jatkaa entiseen malliin. Meidän pitää olla rohkeita ja saada tuloksia aikaiseksi kansalaisillemme. Kansalaiset vaativat tätä meiltä. Meidän mandaattimme on, että meidän on vastattava kansalaisten toiveisiin ja odotuksiin. Meidän on vahvistettava demokratiaa, jotta voimme tukea osallistavaa demokratiaa. Arvon jäsenet, minä luotan teidän tukeenne, jotta jotta yhteinen julkilausuma saadaan mahdollisimman pian. Meidän on sovittava rakenteista, siitä missä muodossa toimitaan ja luoda puitteet niille, jotka haluavat olla kumppaneitamme tässä harjoituksessa. Eilisessä Kosakin kokouksessa kansalliset parlamentit osoittivat selkeästi sen, että he haluavat olla kumppaneita tässä yhteisessä hankkeessa. Meidän pitää vahvistaa tätä kumppanuuslähestymistapaa. Me emme tässä kilpaile vaikutusvallasta. Meidän on tehtävä yhteistyötä, jotta voimme saada yhteyden mahdollisimman moneen Euroopan kansalaiseen. Me luotamme ministerineuvostoon, jotta mandaatista voidaan sopia, jotta pääsemme eteenpäin mahdollisimman pian sopimaan yhteisestä julkilausumasta, jotta konferenssi voi aloittaa työnsä mahdollisimman pian. Tämä on komission kanta. Tässä yhteydessä haluaisin sanoa pari sanaa demokratiasta ja Euroopan tulevaisuutta käsittelevästä konferenssista. Näin aikoina ihmiset – tuntevat, että ovat jääneet jälkeen kehityksestä. Joskus he syyttelevät demokratiaa, mutta nyt demokratian merkitys on yhä suurempi päivittäisessä elämässämme. Kuka olisi voinut täällä kuvitella sitä, miten koronavirus vaikuttaa Euroopan unioniin niin monella tavalla, niin monella tasolla? Selkeästi nykykriisi osoittaa entistäkin selkeämmin sen, että demokratia demokraattisilla – toimielimillä on keskeinen rooli. Hyvät jäsenet, kansalaisten luottamusta demokratiaan ei pitäisi pitää itsestäänselvänä. Kansalaiset ovat halunneet osallistua voimakkaammin politiikan tekoon. Meidän on vastattava tähän toiveeseen. Se, että kansalaiset ja kansalaisyhteiskunta pääsevät voimakkaammin työhön mukaan, vahvistaa EUn demokratiaa. Meidän pitää rohkeasti ottaa käyttöön innovatiivisia välineitä ja tehdä työtä kansalaisten ja demokratian eteen. Tähän työhön voidaan lähteä tukemalla Euroopan tulevaisuutta käsittelevää konferenssia. Muistutan vielä siitä, miksi tämä konferenssi tarvitaan. Meidän on ajateltava eurooppalaisia, nykyeurooppalaisia ja tulevia sukupolvia. Yhdessä me, kansalaiset ja toimielimet, voimme antaa eurooppalaisille suuremman vaikutusmahdollisuuden – vaikuttaa siihen, miten EU tekee kansalaisten eteen työtä tulevaisuudessa. Toivon, että voimme tehdä yhteistyötä, jotta tästä konferenssista tulee menestys. Kiitoksia varapuheenjohtaja. Ja seuraavaksi kansan puolesta edustaja Rangel. Kaksi ja puoli minuuttia. Obrigado, senhora presidente. Kiitoksia, puhemies. Kiitoksia neuvostolle ja myöskin komission varapuheenjohtajalle. Haluaisin kiittää teitä siitä, mitä sanoitte Ensinnäkin on tärkeää todeta, että on erittäin hyvä, että Eurooppa-myönteiset poliittiset ryhmät täällä parlamentissa ovat päässeet sopuun uudesta ponnesta Euroopan tulevaisuutta käsittelevälle konferenssille. Eli tämä nyt on ensimmäinen asia. Me olemme selkeästi yhtenäisiä. Meillä on näkemys, yhteinen näkemys siitä, mitä konferenssissa pitäisi käsitellä. Ja toiseksi neuvostossa ilmeisesti nyt on hoksattu, että on tärkeämpää kuin koskaan järjestää konferenssi Euroopan tulevaisuudesta. Se on ainakin tärkeämpää kuin puoli vuotta silloin. Silloinhan se oli jo tärkeä aloite, mutta nyt se on tärkeämpi kuin koskaan. Pandemia on luonut uusia ongelmia, mutta se on myöskin pahentanut ja tuonut esiin aikaisempia ongelmia. Nyt kansalaiset tietävät paremmin kuin koskaan, millaisia ongelmia meillä on. Esimerkiksi, mikä Eurooppa-hankkeen lopullisen tavoitteen tulisi olla ja mitkä ovat demokratian tavoitteita, millaisia ongelmia meillä on oikeusvaltioperiaatteessa ja kansalaisten osallistumisessa politiikkaan – Nämä olivat jo konferenssin tavoitteita ja tällä hetkellä ne ovat selkeästi tärkeämpiä kuin koskaan. Ja on tärkeää, että näissä olosuhteissa saamme kansalaiset entistä paremmin mukaan ja voimme varmistaa, että konferenssista tehdään johtopäätöksiä. Kaikkein tärkein asia, ja minun täytyy nyt osoittaa nämä sanat neuvoston suuntaan. Eli neuvoston pitää tehdä päätös. Neuvoston viimeinkin otettava kantaa tähän konferenssiin. Hyvät ystävät, kauniit sanat eivät riitä. Puheenjohtaja valtio on tehnyt hienoja lausuntoja, mutta mitään toimintaa ei nähdä. Näemme, että neuvosto on epäröivä ja kansalaiset kyllä ymmärtävät tällaiset viestit erittäin hyvin. Me puhumme aina demokratiasta – mutta jatkuvasti sitten lykätään tätä konferenssia myöhemmäksi tulevaisuuteen. Eli neuvoston pitää nyt nopeasti lyödä kantansa lukkoon, jotta me voimme ryhtyä tähän demokraattiseen prosessiin. Kiitoksia. Ja sitten seuraavaksi Garcia Perez. Kiitoksia puhemies suurin osa haasteista ylittävät rajoja, ilmastonmuutos, digitalisointi, pandemiat ja muut ovat sellaisia haasteita, eh, jotka tulevat eteenpäin riippumatta siitä, missä elämme. Myös päätöksentekojärjestelmää on muutettava Euroopassa. Yksimielisyydestä on siirryttävä määrä enemmistöpäätöksiin tärkeissä asioissa jo ennen tätä kriisiä. Sitä pohdittiin pohdittiin konf- tule- Eurooppa-konferenssia, jossa muodostettaisiin mielipide Euroopan tulevaisuudesta. Nyt sitä tarvitaan enemmän kuin koskaan. Tämä virus on nyt tuonut esiin joitakin suuria puutteita EU-ssa, joihin on puututtava muun muassa se, että toimivaltaa puuttuu terveyspuolella, rajoja suljetaan kauttisesti, solidarisuutta puuttaa, jos puuttuu. Jos tähän vielä lisätään se, että jäsenvaltiot eivät pääse yksimielisyyteen elvytyssuunnitelmasta, niin tästä kyllä tulee totta myös taloudellinen ja yhteiskunnallinen kriisi, jollaista emme ole nähneet. Valitettavasti neuvosto vain viivyttelee. Parlamentti ja komissio ovat olleet jo tammikuusta asti valmiita konferenssin aloittamiseen, mutta neuvosto ei ole vieläkään päässyt päätöksen. Hyvät kollegat, me tarvitsemme vahvemman Euroopan tulevaisuudessa. Se ei onnistu yksin täällä kuplassamme meidän on avattava laaja keskustelu ja tässä neuvostolla on suuri vastuu neuvosto voi luottaa parlamenttiin. Olemme tietoisia siitä vastuusta, joka meillä on, jotta pureudutaan näihin haasteisiin ja ongelmiin ja jotta meillä olisi tulevaisuudessa vahvempi Eurooppa kansalaisten kanssa. Kiitos sitten Renew-ryhmästä. Foster. Kiitos oikein paljon. Thanks. So, the reason... Niin, päätöslauselman takaa löytyy yksinkertainen syy. Ei tämä ole päätöslauselma komissiolle – eikä parlamentin kollegoillekaan. No, tämä on päätöslauselma, joka on laadittu neuvostoa varten. Ja toivon, että neuvosto voi tällä kertaa päästä sopuun, jotta voimme saada tämän konferenssin liikkeelle. Koska suoraan sanottuna tästä tulee ikään kuin Loch Nessin hirviö tästä konferenssista nyt. Välillä se putkahtaa pintaan, sitten katoaa Tämä on enemmän nyt fantasiaa kuin realiteetteja, mutta tämä ei käy päänsä, koska tämä on vakava asia. Ei tämä ole mikä tahansa pikkuväline parlamentille tai Euroopan parlamentille. Tämä on elintärkeä konferenssi, ratkaisevan tärkeä konferenssi, kun ajatellaan unionimme tulevaisuutta. Koronakriisi on osoittanut jälleen sen, että maailma muuttuu muuttuu. Maailma tulee olemaan aivan erilainen. Sitä ei käsittääkseni enää Yhdysvallat dominoi, koska Yhdysvallat vetäytyy kansainväliseltä areenalta tällä hetkellä. Ehkä Kiina dominoi tulevaisuudessa. Kiina haluaa maailmanmahdiksi ja onkin sitä jo. Kiina haluaa dominoida maailmaa kansainvälisellä kentällä. Yhdysvaltain ja Kiinan välillä. Jumissa on EU. Ja jos emme halua olla puristuksessa Yhdysvaltain ja Kiinan välillä, ja jos todella haluamme sellaiset välineet, että voimme puolustaa kansalaistemme etuja, tarvitsemme toisenlaisen Euroopan unionin, koska tämä Euroopan unioni ei ole tulevaisuuteen sopiva. Me kaikki tiedämme sen. Neuvosto tietää sen, komissio tietää sen, parlamentti tietää aivan varmasti kansalaisemme tietävät sen. Joten nyt on kyllä korkea aika päästä tässä harjoituksessa liikkeelle. Ei meillä ole paljon aikaa. Ehkä voisitte tämän kertoa neuvostossa kollegoille. Covid-kriisi tällä hetkellä, huomenna ehkä joku toinen haaste. Toiveemme todella on, että voisitte tehdä nyt tämän päätöksen, jotta toimielimet voivat sopia tämän asian ja voimme syyskuussa lähteä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa liikkeelle tämän konferenssin kanssa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Laporte ID-ryhmästä yksi minuutti. Euh, Puhemies, hyvät kollegat, kom- kom- komissio on aloittanut pohdinnan Euroopan tulevaisuudesta. Hän haluaa, se haluaa suoraa keskustelua kansalaisten kanssa. Äh, äh, Rooman sopimusta allekirjoitettaessa oli paljon toiveita, mutta se aika tuntuu kaukaiselta. Nyt puhutaan federalistisesta, teknokraattisesta Euroopasta, COVID-19 pandemia on osoittanut, kuinka huonosti on yhdessä toimittu. Meidän ei pidä e- erehtyä. Nämä epäonnistumiset eivät ole mitään uusia. Millainen tulevaisuus, mitä odottaa on, jotta voidaan päättää, mihin mennään, on tiedettävä, mistä tulemme. Euroopan juuret ja historia ei ole mikään neuvoteltava asia. Meillä on Eurooppa, jossa ihmiset ovat sitoutuneet juurilleen. Federalismi on nähtävä menneisyyden opetuksena. Me, me, me Euroopassa kansalaiset haluavat lopultakin palata suverenisuuteen. Kiitoksia. Ja sitten vihreistä edustaja Freund, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Dear colleagues. Hyvät kollegat, minulla on puolitoista minuuttia puheaikaa, eli saman verran kuin neuvostossa käytettiin aikaan ja keskusteltiin tästä kansalaisten kuulemisesta. Olemme olleet yhteydessä satoihin tuhansiin eurooppalaisiin. Ja nyt, kun luen tämän neuvoston mandaatin, niin täytyy sanoa, että olen järkyttynyt. Eli tulos kahden vuoden keskustelusta on vain uusi keskustelu neuvostossa suljettujen ovien takana. Ja kuinka kansalaisille voidaan selittää, että käydään keskustelua Euroopan tulevaisuudesta, mutta oikeastaan mitään ei haluta muuttaa? Eli suljetaan pois se, että muutettaisiin perussopimuksia jo ennen kuin keskustelu on aloitettu. Se on mielestäni aivan älytöntä. Nyt toisen kerran kymmenen vuoden aikana olemme luisumassa historian pahimpaan talouskriisiin. Miljoonat eurooppalaiset ovat menettäneet työpaikkansa, erityisesti nuoret. Monet heistä olivat juuri toipuneet edellisestä kriisistä. Ja nyt täytyy miettiä, onko meillä varaa hukata taas kymmenen vuotta, vai puutummeko vihdoinkin näihin rakenteellisiin puutteisiin, joita EU:ssa on, ja varmistamme, että selviämme tästä kriisistä nopeammin kuin edellisestä. Neuvostossa on sanottu, että konferenssista on tullut vähän niin kuin vitsi. No, parlamentti on tehnyt erittäin selväksi, että kansalaisten osallistuminen ei ole mikään vitsi. Mielekkäät uudistukset EU:ssa eivät ole vitsi. Ja tästä kriisistä selviytyminen vahvempina ja yhtenäisimpänä ei ole mikään vitsi. Eli neuvoston pitää nyt lopettaa vitsailu. Meidän pitää nyt työstää Euroopan tulevaisuutta. Nyt on jo korkea aika. Kiitoksia sitten EKF-ryhmästä Krasnodevski, puolitoista minuuttia. Dziękuję bardzo pani Moja... Kiitos paljon puhemies. Minunkin poliittinen ryhmäni usko, että Euroopan unioni on uudistettava, erityisesti pandemian takia, koska todella osoittautui, että EU ei pysty hoitamaan asioita, kun elämämme oli uhattuna. Me puolemme täysin Euroopan tulevaisuutta käsittelevää konferenssia, jos se on avoin harjoitus, jos se olisi avoin niille, jotka ajattelevat vähän toisin – kuin että pitäisi vahvistaa liittovaltion mallista EUta. Meidän mielestämme EUn pitäisi olla itsenäisten valtioiden yhteenliittymä. Meidän pitäisi selkeästi puhua siitä, minkälaisen EUn tulevaisuuden tulisi olla. Meidän tulee myös vahvistaa henkisiä arvoja – jos voimme jotakin oppia historiasta, niin se on se, että totalitaariset ajatukset ovat vaarallisia, kun lähdetään muuttamaan yhteiskuntia. Monimuotoisuudessa meidän pitäisi olla yhtenäisiä. Tästä säännöstä meitä muistutetaan jatkuvasti, mutta itse asiassa Euroopan unionissa halutaan vain yhtenäistä, harmonisoida jatkuvasti. Ja eri Valtiot ovat sitä mieltä ja kansalaiset sitä mieltä, että he eivät voi itse päättää, koska Euroopan unioni kääntää epäeurooppalaisesti selkänsä historialleen. Euroopan unionin on oltava eurooppalainen sanan varsinaisessa merkityksessä. Kiitoksia ja seuraavaksi sitten edustaja Scholz QE-ryhmästä puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Olen samaa mieltä edellisten puhujoiden kanssa. Me tarvitsemme vihdoinkin neuvostolta kannanottoa, jotta komissio ja parlamentti voivat edetä tässä asiassa. On kulunut kahdeksan kuukautta siitä, kun komission puheenjohtaja lupasi tämän konferenssin, ja Euroopan parlamentti heti alkoi työstää tätä asiaa ja miettiä, miten konferenssi järjestetään. Kun ajatellaan nyt näitä organisaatioon liittyviä kysymyksiä, niin monet näistä kysymyksistä ovat vielä selvittämättä kello käy ja meidän on nyt ryhtyvä toimiin. Muussa tapauksessa EUn toimielimet näyttävät naurettavilta ja tämä myöskin heikentää kansalaisten luottamusta demokratiaan. EUn hallintojärjestelmässä on joukko puutteita, jotka ovat tulleet selkeästi esiin viimeisen kymmenen vuoden aikana. Eurokriisi, maahanmuuttokriisi, oikeusvaltioperiaatteongelmat ja nyt Brexitin myötä EUlla on vielä lisäongelmia. Ja tietysti meillä on erilaisia kantoja, kun ajatellaan laajentumista, monivuotista rahoituskehystä, Euroopan keskuspankkia tai pandemian torjuntatapoja. Mutta nämä vanhat ja uudet kriisit vain pahenevat, koska EU:ssa hallintorakenteissa on pahoja heikkouksia. Ja meidän täytyy olla toimintakykyisiä ja meidän on pystyttävä toteuttamaan muutoksia läpinäkyvällä tavalla. Ja siksi meidän täytyy nyt mietiskellä näitä asioita ja siksi meidän täytyy olla yhteydessä kansalaisiin tämän konferenssin yhteydessä. Nyt ei tarvita vain lisäkeskusteluita, vaan meidän täytyy nyt päästä todellisiin muutoksiin. Eli arvoisa neuvosto, ryhdytään nyt järjestämään vihdoin tätä konferenssia, koska se on nyt tarpeellisempi kuin koskaan. Kiitos. Kiitoksia ja sitten Castaldo, yksi minuutti. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies, hyvä komission ja sen hyvät kollegat. Äh, yhteiskunnallinen taloudellinen kriisi on tehnyt yhä selkeämmäksi tarpeen lähentää kansalaisia toimielimiin. Hiljattain äh, parlamentti tilasi kyselyn, joka toiselle ilmi sen, että 57 prosenttia kansalaisista on tyytymätön solidaarisuuteen jäsenvaltioiden taholta tässä COVID-19-hätätilanteessa. Hyvät kollegat, nyt on aika toimia ja tehdä tästä vaikeudesta mahdollisuus. Meidän on nyt kerta kaikkiaan päästävä yri näistä oisteista, kuten yksimielisyys ja passerelle lausekkeet niin, että voisimme vaan vahvistaa sosiaalista terveyspuolta EU-ssa, jotta voisimme puolustaa eh, niitä oikeuksia jo, jo, ja solidarisuutta, joita kansalaiset pyytävät. Meidän on eh, tehtävä tämä niin, että jopa muutetaan perussopimuksia, eh, jos se on tarpeen. Maailma on muuttunut, unionikin on muuttava Onko parlamentti valmiina lähtemään tähän taisteluun meidän hankkeemme ja arvojemme puolustamiseen? Näin on. Me sanomme neuvostolle, että herätkää, älkääkä hukatko aikaa. Me emme voi myöskään tätä inhimillistä pääomaa menettää. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Hymnä, yksi minuutti. President, very much. Kiitos paljon puhemies. Hyvät kollegat. Olisin kanssanne kaikkien kanssa samaa mieltä – siitä, että Euroopan tulevaisuutta käsittelevästä konferenssista on kyllä puhuttu niin pitkään, että nyt se pitäisi saada liikkeelle. Me olemme Euroopan parlamentin jäseniä ja meidän vastuullamme on rohkeasti toimia kansalaisten etujen mukaisesti, mutta olemme samalla kansalaisia EU:ssa ja me näemme kautta Euroopan sen, että kansalaiset haluavat Euroopan unionin, joka välittää kansalaisistaan ja on avoin maailman suuntaan. Näemme, mitä kansalaiset odottavat Euroopalta. Euroopan toimintakapasiteetissa on aukkoja. Ja Euroopan vastaiset populistit saattavat pyrkiä täyttämään näitä aukkoja. Siksi tämä konferenssi on niin tärkeä. Konferenssi voisi olla uraa uurtava mahdollisuus saada lisää legitimiteettiä, lisää demokratiaa ja tehokkaampaa Eurooppaa. Olisi kyllä ikävää, jos tämä konferenssi ei muuttaisi sopimuksia niin, että voimme vastata kansalaisten odotuksiin ja huolehtia siitä, että pärjäämme tulevaisuudessa muuttuvassa maailmassa. Kansalaiset ovat sitä mieltä, että meidän pitää voida edetä, ottaen huomioon historia. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Ruiz de Vesa, yksi minuutti. Muchas gracias, señora Kiitoksia puhemies. Meillä on nyt mahdollisuus ja velvollisuus, hyvät kollegat, toimia niin, että Eurooppa olisi demokraattisempi, avoimempi, tehokkaampia ja lähempänä kansalaisia. 20 vuotta sitten Kiefer Hofstadt muistaa tämän varmasti oikein hyvin, annettiin Laakkenin julkilausuma ja tuosta aloitimme viimeisen virallisen harjoituksen, joka koski Euroopan tulevaisuutta. Viimeisin virallinen keskustelu tästä aiheesta kollegat ovat täällä maininneet nämä eri haasteet. Pandemia on vain viimeisin niistä. Hyvän neuvoston edustajan, te näitte, mikä on komission kanta. Se on hyvin selkeä. Parlamentti 80 prosenttisesti puolta Castaldo sitoutumattomistakin jopa meitä tukee. Mitä te oikein odotatte siellä neuvostossa? Meillä on ollut kanta voimassa jo tammikuussa. Puoli vuotta on mennyt. Tiedämme, että neuvoston hitaampia aikaa tarvitaan, mutta kyllä tämä nyt menee vähän liian pitkälle. Neuvosto on saatava aikaan kanta niin, että syyskuussa voimme aloittaa tämän Euroopan tulevasta koskevan konferenssin toiminnan. Ja kuten eh, edustaja Hubner sanoi, ilman eh, pois sulkemisia mahdollisesti voidaan jopa muuttaa perussopimusta, jos se on tarpeen. Kiitoksia. Seuraavaksi B1 minuutti. Kiitoksia, puhemies. Strasbourgissa puhuin Freudista ja paosta tauteihin. Taudit vapautta erottavat meidät erilaisista ongelmista ja näin voidaan myöskin pitäytyä kaukana todellisuudesta. Nämä ovat profettaalisia sanoja. Koronakriisi on jälleen EUn, yksi EUn itse aiheuttamia kriisejä. Poliitikot eivät tiedä, mitä tehdään, mutta yhden asian kaikki tietävät. Nyt tarvitaan lisää EUta. Ja tämän tiimolta järjestettävä konferenssi Euroopan tulevaisuuteen liittyen tähtää siihen, että EUsta pitäisi tulla tehokkaampi, demokraattisempi ja sen pitäisi olla lähempänä kansalaisia. Mutta tämän kaiken takana ovat EU ja EU-myönteiset kansalaisjärjestöt. Ja tämä tarkoittaa siis kansalaisten holhousta ja yhä syvempää velkaantumista. Ja tämä johtaa meidät yhä syvemmälle ongelmiin. EUn ongelma on se, että jossain vaiheessa Saksan rahat loppuvat Saksan ja EUn pitäisi nyt olla Freudin terapiassa. Kiitoksia sitten McGuinness, yksi minuutti. Thank you, president. Kiitos, puhemies. Tämäskin pois ja sanon edustaja Bekille, Tämä ei varmaankaan ole lukenut tässä, mistä on kyse. Tässä on todella kyse kansalaisten keskusteluista. Me emme niitä orkestroi. Tämä parlamentti sanoo selkeästi neuvostolle – ja on pahoillaan siitä, että neuvosto ei pysty tekemään päätöstä. Me haluamme keskustelua kansalaisten kanssa. Tämä ei koske tätä päivää tai huomista, vaan tulevaisuutta. Kukaan meistä ei pystynyt ennakoimaan tätä pandemiaa. Katsokaa, miten tämä on vaikuttanut meidän työhömme. Katsokaa, mitä vaikutuksia on ollut perheisiin, kansalaisiin. Miksi tästä ei voida varmasti keskustella? Mahdollisimman pian, neuvosto sanoi. Mahdollisimman pian Minusta tämä tarkoittaa nyt, ei vuoden päästä, vaan tänään. Joten pyydän todella, että varmasti kuulette, miten turhautunut parlamentti on muutama poikkeusta lukuun ottamatta. Toivon, että edetään nyt. Lähdetään keskustelemaan parlamentin, kansallisten parlamentin kansalaisten ja komission kanssa, että voidaan luoda parempaa Eurooppaa. Ei enempää, vaan parempaa. Kiitos. Dankeschön. Jetzt spricht die Kollegin eine Minute. Kiitos, Bischoff. Yksi minuutti. Ja, vielen Dank. Kiitoksia puhemies. Eli meillä on täällä parlamentti, joka nyt ihmettelee, miksi yksi eurooppalainen toimielin ei halua nyt lähteä mukaan järjestämään tätä konferenssia. Tässä nyt ei puhuta perussopimusten muuttamisesta, ei tämä nyt ole mikään monimutkainen mandaatti. Tässä sovitaan mandaatista ja neuvotteluista siitä, että ylipäänsä järjestetään tämä konferenssi. Ja siksi meillä on tämä päätöslauselma, jotta voimme nyt selkeästi todeta, että miten voi olla, että kuuden kuukauden ajan tammi, helmi, maalis, huhti, touko ja nyt kesäkuun. Tämä on aivan yksinkertainen mandaatti ja tästä pitäisi nyt sopua, sopia, mutta kaikki pitävät kiinni kannoistaan, eikä tämä nyt oikein onnistu lähteä käyntiin. Jos tätä nyt ei saada käynnistettyä ja jos neuvosto ei tässä onnistu, niin sitten sitä vahinkoa meille kaikille – ja näin ei pystytä vakauttamaan Eurooppaan. Ja tehän kuulitte, mehän sanoimme, että kuinka on mahdollista, että tähän alkuun ei päästä. Ja vetoamme nyt seuraavan puheenjohtajavaltion Saksaan, eli hoitakaa tämä asia, meidän on vihdoinkin päästävä alkuun tässä kysymyksessä. Kiitoksia. Seuraavaksi viimeinen puhuja tällä kierroksella, Kofod. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Euroopan tulevaisuutta koskeva konferenssi kätkee hieman tällaista väärämielisyyttä EUlta. Minut muutamia vuosia sitten valittiin tänne Euroopan parlamentin jäseneksi. Olin skeptinen alussa. Nyt minusta on tullut täydellisesti EUn vastustaja ja haluaisin, että Tanska lähtisi pois Euroopan unionista. Meidän ei pidä jakaa kenenkään kanssa sosiaalikustannuksia. Minä en halua maksaa mitään tämän byrokratian puolesta, tämän liikkuvan sirkuksen puolesta, joka Euroopan unioni on. En halua avoimia rajoja tänne ja niin, että houkutellaan miljoonia maahanmuuttajia. En halua, että joku kertoo meille, mitä meidän on tehtävä terveydenala politiikamme kanssa ja maahanmuuttajien kanssa. Minä haluan äh, Tanskalle takaisin. Tätä järjestelmää ei voida pelastaa eikä parantaa, tästä olette minut vakuuttaneet, vaan tämä järjestelmä on tuomittu epäonnistumaan ja toivon, että pian Tanska lähtee EU- EU-sta. Kiitoksia. Ja nyt sitten komission varapuheenjohtaja Suitsa, saadaan puheenvuoron. Okay. Puhemies, arvoisat jäsenet. Suurkiitokset tästä mahdollisuudesta keskustella Euroopan tulevaisuutta käsittelevästä konferenssista. Teidän palauttanne on meille tärkeää ja arvostan sitä, mitä tänään kuulin. Arvostan panoksistanne ja siitä, että haluatte tehdä tästä konferenssista todellisuutta. No sitten täytyy vielä muistaa, että kun komission tiedonanto hyväksyttiin 22. päivä tammikuuta, niin EUssa oli seitsemäs peräkkäinen kasvun vuosi ja kasvua oli luvassa tälle ja ensi vuodelle. No tällä hetkellä kansalaiset pikkuhiljaa tulevat ulos asunnoistaan, mutta tulevaisuuden näkymät ovat nyt hyvin erilaiset. Haluamme olla yhteydessä kansalaisiin ja varmistaa, että heidän äänensä tulee kuuluviin. Se ei ole muuttunut. Eli tärkeä viesti minulta on se, että konferenssi on edelleen meille hyvin keskeinen tavoite. Ja sanoisin jopa, että pandemian takia on nyt tärkeämpää kuin koskaan antaa kansalaisille Euroopassa suurempi sananvalta sen suhteen, miten EU toimii. Meidän täytyy vastata hankaliin kysymyksiin. Sitä kautta voimme pelastaa henkiä. Me haluamme, että konferenssi on avoin, osallistava ja läpinäkyvä, ja tietysti siellä on jäsenneltyä vuoropuhelua. Viittasin komission tiedonantoon konferenssista, ja siinä on puhuttu periaatteista, jotka ovat edelleen voimassa. Eli kansalaiset voivat keskittyä asioihin, jotka ovat heille tärkeitä. Ja komission poliittiset prioriteetteet ja neuvoston strateginen suunnitelma tarjoavat lajet puitteet tähän – ja meillähän on ollut jo paljon keskusteltu kansalaisten kanssa ja uskon, että esimerkiksi terveydenhuolto ja EUn toiminta kansanterveyskriisissä, se tulee nyt yhä näkyvämpään rooliin kansalaisten välisessä keskustelussa. Vaikka tilanne on haastava, me haluamme järjestää tämän konferenssin mahdollisimman nopeasti, tai siis nyt, kuten mäkin äsken totesin. Heti kun neuvosto on hyväksynyt mandaatin, ja voimme sopia yhteisestä julkilausumasta. Me haluamme toteuttaa sen, mistä on sovittu konferenssiin liittyen, ja itse sitoudun tähän täysimittaisesti. Ennen koronaa suunnitelmissa oli käydä kaikissa jäsenvaltioissa, mutta ehdin käymään vain kymmenessä ensimmäisen kuuden kuukauden aikana. Ja keskityin kansallisiin ja alueellisiin esimerkkeihin siitä, miten kansalaiset on rakenteellisesti otettu mukaan päätöksentekoon, koska se, että meillä on palautemekanismi, niin se on erittäin keskeistä tämän konferenssin kannalta. Eli tämä palautemekanismi on kaikkein, yksi kaikkein tärkeimpiä asioita tässä konferenssissa, ja tämä nyt on erona verrattuna aikaisempiin konferensseihin. Meidän täytyy varmistaa se, että aluetasolla keskustelusta asioista voidaan puhua myöskin Euroopan tasolla. Ja kuten edustajat ovat tänään todelleet, niin korostan sitä, että konferenssin pitää olla edustava, kun ajatellaan maantiedettä, sosiaalitaloudellista tilannetta, ikää, sukupuolta. Ja sinne pitää ottaa mukaan myöskin vähemmistöjen edustajia. Euroopan eri osat ovat hyvin erilaisia ja on erittäin tärkeää pysyä avomielisenä. Kuten sanoin, meidän ei pidä nyt etukäteen määritellä tuloksia – Tästähän sovittiin jo monta kuukautta sitten. Eli meidän ei pidä ennakkoon lähteä määrittelemään tuloksia tai rajoittaa keskustelun aiheita. Tämä on meille tärkeä hetki ja me voimme nyt luoda pohjaa uudenlaiselle politiikalle, jotta voimme täydentää edustavaa demokratiaa. Yhdessä ja vain yhdessä me pystymme tämän tekemään. Voimme vahvistaa yhteyksiä EUn politiikan teon ja kansalaisten luottamuksen välillä. Meidän täytyy saada enemmän luottamusta kansalaisilta ja tehdään tästä konferenssista todellinen menestystarina kansalaisillemme. Ja kiitoksia panoksistanne ja odottelen sitten sitä, että neuvosto vihdoinkin pystyy sopimaan yhteisestä julkilausumasta ja sitten voimme käynnistää työn ehkä syyskuu olisi paras ajankohta tälle. Kiitos. President, and now... Kiitoksia varapuheenjohtaja ja sitten ministeri, olkaa hyvä. Members. Kiitos puhemies, hyvät jäsenet. Lopuksi haluaisin jälleen kerran teitä kiittää tästä hyödyllisestä keskustelusta. Kuuntelin tarkkaan teidän kantojanne tästä tärkeästä aiheesta ja merkitsin kannat muistiin. Puheenjohtajan valtiona pyrimme saamaan yhteisen kannan aikaiseksi neuvostossa. Tulevaisuuskonferenssi on meille kaikille tärkeä. Henkilökohtaisesti olen todella pahoillani siitä, että asia ei saatu liikkeelle puheenjohtajakautemme aikana. Ennen pandemiaa Kroatia puheenjohtajavaltiona pyrki todella saman sovun mandaatista neuvostossa tässä kysymyksessä. Samaa työtä teemme nyt ja voin vakuuttaa, että teemme edelleen ponnekkaasti työtä tähän suuntaan. Tämä konferenssi on uusi hanke ja jotkut sidos ryhmistä ovat hyvin kunnianhimoisia tässä harjoituksessa. Voidaan olettaa, että jäsenvaltioilla on erilaisia kantoja, kokemuksia ja prioriteetteja. Joka tapauksessa me pyrimme konsensukseen, koska tämä on hyvin tärkeää keskustelua puheenjohtaja valtiolle. Ja tämä on viimeinen täysistunto, niin haluaisin sanoa omalla kielelläni kroatiaksi vielä muutaman sanan. nije viđen od osnivanja Europske... Ensimmäinen Kroatian puheenjohtajakausi joutui sellaisiin haasteisiin, joita ei ole ennen nähtykään. Olen oikein ylpeä siitä, kuinka nopeasti ja hienosti kaikki kollegat suoriutuivat näistä haasteista. Olen ylpeä siitä, että saattoimme varmistaa neuvostossa päätöksen teon jatkumisen ja viestinnän jatkumisen äh, kaikissa neuvostoissa. Haluaisin tänään erityisesti kiittää kaikkia Euroopan parlamentin jäseniä teitä täällä. Te jatkoitte yhteistyötä neuvoston ja komission kanssa silloinkin, kun koronaviruskriisi oli pahimmillaan. Näin ensimmäiset terveyttä, taloutta ja yhteiskuntia koskevat toimet saatiin hyväksyttyä. Toivon, että yhdessä myös pystymme jatkamaan työtä Euroopan unionin elpymisen puolesta. Kiitoksia tästä innostuneesta työstänne Kroatian kauden aikana. Kiitoksia yhteistyöstänne. Se on ollut todella mittaamattoman arvokasta. Haluaisin todeta, että olen aivan vakuuttunut siitä, että kuukauden loppuun mennessä löydämme konsensuksen neuvostossa niin koskien tätä Euroopan tulevasta koskevaa konferenssia terve, vahva, turvallinen Eurooppa on kaikkien kansalaistemme etu. Sen on oltava tärkein prioriteetti Me Toivotan teille kaikille onnea työssänne ja e, kansalaisten puolesta. Minulla oli erityinen kunnia edustaa e, Kroatia tässä. Kiitoksia ministeri. anstrengend waren und für die gute Zusammenarbeit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 eurooppalaisten strategisten alojen suojaaminen ulkomaisilta yritysostoilta koronaviruksen jälkeisessä maailmassa. Tässäkään keskustelussa ei ole spontaaneita vuoropuheluita eikä sinisiä kortteja. Odottelemme nyt, että täällä desinfioidaan tietyt paikat ja puhujat vaihtavat paikkoja. Ja jos kaikki ovat nyt taas paikoillaan, niin antaisin ministeri Burnjacille jälleen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you again, President Honorable Kiitoksia Hyvä puhemies, hyvät jäsenet, neuvoston jäsenet 26. toukokuuta totesivat, että COVID-19-pandemia on ennalta näkemätön haaste Euroopassa ja maailmassa ja se edellyttää nopeaa perusteellista toimintaa EUn kansallisilla ja alueellisilla paikallisilla tasoilla. Luvattiin tehdä kaikki, mikä on tarpeen, jotta voidaan suojella kansalaisia tässä kriisissä ja voimme säilyttää oman eurooppalaisen elämäntapamme. Euroopan eh, unionin neuvostossa myös korostettiin sitä, kuinka tärkeä oli tämä ulkomaisia investointeja eh, ja ulkomaista valtion tukea koskeva asia. Oli tärkeää eh, suojella omaa toimintaamme ulkomaista investoinnilta, jotka voivat olla uhka Strateginen autonomia on tärkeää EU:ssa sekä kriisin aikana että sen jälkeen. On selvää, että Euroopan unioni ei selviä tästä kriisistä sulkemalla ovia kansainväliselle kaupalle ja investoinneille. Monet Euroopan yritykset ovat integroituneita kansainvälisiin tarjontaketjuihin Kansainvälinen kauppa ja investoinnit ovat myös mahdollistaneet paljon työpaikkoja. Globaali kauppa ja investoinnit tulevat säilymään hyvin tärkeänä Euroopan unionin elpymisen ja kasvun kannalta. Euroopan unionin on monipuolistettava toimintansa ja vahvistettava globaalia toimitusketjua tavaroiden ja palveluiden alalla, jotta se olisi paremmin valmistautunut tuleviin kriiseihin. Kuitenkin tällä kertaa Euroopan unionin on myös oltava valppaana niin, että voisimme suojella niitä voimavaroja, jotka ovat tärkeitä meidän turvallisuudellemme ja jotka ovat osa taloutemme selkärankaa. Tämä liittyy suoraan elpymismahdollisuuksiimme. COVID-19-kriisistä seuraan No, talouskriisi on heikentänyt monia yrityksiä, niiden pörssiarvot ovat romahtaneet ulkomaiset yritykset, erityisesti valtion yritysten ja valtion mm, tukemien yritysten houkutus kaupata eurooppalaisia yrityksiä on suuri. Meidän onkin tarjottava riittävä suojaa. EU-säännöt tarjoavat puitteiston, jolla voidaan taata oikeutettu julkiset tavoitteet. Sisämarkkina- ja teollisuusministerit säännönmukaisesti puhuvat Euroopan talouden kilpailukyvystä ja erityisesti sen teollisuuden kilpailukyvystä. Keskustelussa on keskitytty Euroopan strategisiin taloudellisiin eh, sektoreihin ja arvoketjuihin ja tässä eh, on puhuttu myös ulkomaisista yrityskauppoista. Ministerit ovat laatineet uuden Euroopan eh, teollisuusstrategian, joka esiteltiin maaliskuussa tukivat komission ajatusta tukea Euroopan digitaalista infrastruktuuria ja kehittää synergiaa eh, siviilipuolustus- ja avaruusteollisuuden välillä ja varmistaa lääketeollisuuden toimintaa ja raaka-aineet ja laajentaa pääsyä raaka-aineisiin, jotka ovat tärkeitä. Tässä muutamia eh, esimerkkejä. Viime perjantaina 12. Per- kesäkuuta videokonferenssissa kyseiset ministerit keskustelivat komission tiedonannosta, jonka, joka annettiin 27. toukokuuta komissiolta. Niitä pidettiin hyvänä. Ne vahvistavat palautumiskykyä ja suojaavat eh, avainteknologiaa ja arvoketjuja ja eh, säilyttäen kuitenkin avoimen talouden. Ministerit pitivät hyvänä uutta eurooppalaista strategista investointivälinettä EU Investe välinen alla, jolla tuetaan teollisuuden muutoksia, erityisesti niitä, jotka liittyvät vihreään ja digitaalisiirtymään. Ministerit palivat merkille komission ehdotuksen vahvistaa uusia suoria mm, ulkomaisia investointeja, joilla voidaan eh, auttaa Euroopan eh, kehittämään strategisia aloja ja puolustautumaan sellaisilta toimilta, jotka voivat uhata eh, sitä tällainen arviointi lähestymistä oli prioriteetti aikaisemmalla kaudella. Kyseessä on asetus, joka hyväksyttiin nopeasti hyvin konsensushengessä. hengessä olemme tässä asiassa toimineet niin, että olemme voineet vastata haasteisiimme. Kuten tiedätte, yhä useammissa jäsenvaltioissa on, on jo olemassa tällainen screening-mekanismi ja monissa muissa maissa ollaan nopeuttamassa kansallisten yhteyspisteiden pystyttämistä jäsenvaltioiden välinen tiedonvaihto, tiedonvaihto komission kanssa koskien näitä mahdollisia vihaamisia yrityskauppoja. On edistynyt komissio on analysoinut ja raportoinut suuntauksista asiantuntijaryhmässä, niin kuin asetuksessa todetaan tulevassa valkoisessa kirjassa koskien eh, ulkomaisia valtion tukea voidaan keskustella Äh, tästä asiasta, joka saattaa vääristää EUn sisämarkkinoita. Mainitsin jotakin esimerkkejä, joka osoittaa, kuinka toimielinten välinen yhteistyö on parantanut tilannetta yrityksissämme. Lopuksi haluaisin vielä korostaa, että neuvosto ja jäsenvaltiot ryhtyvät tarvittaviin toimiin, jotta voidaan suojella strategisia voimavaroja ja ulkomaisia investointeja, jos ne uhkaavat yhteistä hyvää. Kiitoksia. Ja niin kun jatkamme, pyytäisin, että ne jäsenet, jotka haluavat puhua puhelimessa, voisitko siirtyä ulkopuolelle, koska akustiikkaan sellainen, että jos kaksikin puhuu tällä yhtä aikaa, niin se aiheuttaa hyvin paljon melua tänne. Eli nyt sitten komission jäsen Vestager, olkaa hyvä. President, uh, you are indeed right. Kiitos. Paljon puhemies, ihan totta, tuo oli häiritsevää. Arvon jäsenet, myös siksi, että tämä keskustelu käydään näin oikea-aikaisesti. On tärkeää suojella strategisia aloja covidin jälkeisessä maailmassa. Varmasti kaikki ymmärrämme nykygeopoliittisen tilanteen, taloustilanteen tällä hetkellä. Se on ehkä hankalin todessa historiassamme avoimuus kaupalle ja investoinneille – ja sääntöpohjainen valtioiden välinen yhteistyö on kyseenalaistettuna. Nyt olemme julkaiset valkoisen kirjan, jossa puhutaan julkisesta kuulemisesta tulevista säännöistä, jotta ulkomaiset investoinnit eivät haittaa tasavertaisia toimintamahdollisuuksia sisämarkkinoilla. Tällä hetkellä, kun lähdemme rakentamaan uudelleen alojamme, covid-kriisin jälkeen. Tarvitsemme tätä yhä enemmän. Suorat ulkomaiset investoinnit ovat tärkeitä ajatellen työpaikkoja ja kasvua ja tervetulleita Euroopan unionissa. Mutta kun ulkomaiset hallitukset tukevat investointia toimia sisämarkkinoilla, niin se voi vaikuttaa siihen, saammeko nauttia tasavertaisista toimintamahdollisuuksista. Pari esimerkkiä. Jos yritystä tuetaan sellaista yritystä, joka toimii jo Euroopassa. Jos ulkomaiset tuet auttavat yrityksiä ostamaan eurooppalaisia yrityksiä, tai tukien kautta ehkä voidaan selvitä paremmin julkisessa kilpailussa ja jotkut tuetut yritykset voivat jopa saada Euroopan budjetin varoja. Tässä valkoisessa kirjassa on kolme erilaista mallia, joille voidaan toimia näissä tilanteissa. Ensimmäinen on markkinoiden valvontaväline, jossa voidaan katsoa kaikkia tilanteita markkinoilla, jolloin ulkomaiset investoinnit voisivat vääristää markkinoita. Kompetenssia olisi jäsenvaltioille ja komissiolle, ja jos näyttää siltä, että sisämarkkinat vääristyvät näiden toimien takia, voitaisiin vaatia tiettyjä toimia, tai jos taloustoiminta vaikuttaa myönteisesti tavalla – joka tekee tyhjäksi tämän vääristymän. Komissio voi päättää olla jatkamatta tätä tutkintaa. EUn etutesti siis. Toisessa versiossa pohditaan sitä, miten ulkomaiset investoinnit vaikuttavat EU-yritysten hankintaan. Euroopan komissio olisi tässä toimivaltainen taho ja näitä ostoja ei voida toteuttaa niin kauan kuin komissio edelleen tutkii asiaa. Tässäkin pitäisi voida käyttää testiä siitä, mikä olisi EUn etu. Ja kolmas moduli vaihtoehto liittyy julkisiin hankintoihin, mahdollisiin tilanteisiin siinä. Ja siellä jadoksen tekijän pitäisi kertoa siitä, mitä tukea mahdollisesti saadaan kolmansista maista. Ja vastuussa oleva viranomainen sitten katsoo, onko kyseessä tuki, joka tekisi tästä koko tarjousmenettelystä sääntelystä epäreilun. Ja tarjouksen tekijä voisi jäädä tämän tarjouskilpailun ulkopuolelle. Ja lopulta katsomme myös pääsyä EUn rahoituksen piiriin. Silloin kun jäsenvaltiot käyttävät EUn varoja tai Euroopan komissio suoraan. Totta kai nämä ovat monimutkaisia kysymyksiä me järjestämme siis julkisen kuulemisen, joka on avoinna syyskuun 23. päivään asti. Ja toivomme, että saamme paljon ehdotuksia ja kommentteja. Tämä on varmasti paras mahdollinen tapa lähteä liikkeelle. Se, että kuullaan Euroopan parlamentin kantoja. Ja annan puheenvuoron nyt kollegalleni Phil Hoganille. Kiitos. Please, Mr. Hogan, you have the floor. Olkaa hyvä, Hogan. Uh, Kiitoksia, puhemies. Kuten kollegani Vestager totesi, tämä keskustelu on hyvin oikea-aikaista juuri näistä samoista syistä, jotka mainitsitte. Me elämme nyt keskellä globaalia kansanterveyshaastetta ja se vaikuttaa talouteen ja jokapäiväiseen elämäämme. COVID-19-tilanne on osoittanut, kuinka haavoittuvaisia olemme monessa suhteessa ja esimerkiksi kuinka hauraita strategiset teollisuuden alat ovat, kun ajatellaan eurooppalaisten tarpeita tällaisissa tilanteissa. Meidän täyt- me tarvitsemme investointeja. Se on tärkeää talouden elpymisen kannalta kaikissa jäsenvaltioissa. Ja ulkomaiset investoinnit voivat myöskin paikata puutteita, joita on kansa- kansallisessa rahoituksessa. Meidän täytyy vihertää taloutta – ja tällä tavalla voimme myöskin parantaa tutkimusta ja innovointia. Muutamat yritykset vastaavat näistä toimista hyvin pitkälti. 30-50 prosenttia Portugalissa ja Ruotsissa ja yli 50 prosenttia Irlannissa, Itävallassa ja Belgiassa. Mutta investointien ei pidä heikentää ulkoista turvallisuuttamme. Ja siksi meillä on asetus, joka on merkittävä tässä mielessä. Eli kun ulkomaalaiset tekevät investointeja Eurooppaan, täytyy katsoa, onko siitä jotain riskejä. Eli komissio seuraa tilannetta ja maaliskuun lopussa, kuten neuvostokin totesi, erityisneuvoja jäsenvaltioille sen suhteen, miten voidaan suojata Euroopan strategisia aloja. Ja tästä tähän asiaan palataan vielä tämän vuoden lokakuussa. Jäsenvaltiot ovat riippuvaisia toisistaan sisämarkkinoilla ja kaikkien pitää koordinoida tapauksia, joissa ulkomaalaiset investointit nyt tai myöhemmin saattaisivat vaikuttaa turvallisuuteemme. Se, missä tällaisia tarkastelumekanismeja on käytössä, niitä pitää käyttää täysimittaisesti, ja maissa, joita niitä ei ole, ne pitäisi kehittää mahdollisimman pikaisesti. Euroopassa on ainutlaatuinen valtiontukijärjestelmä käytössä, mutta ollaan huolissaan siihen, että, että tietyt maat voisivat tulla markkinoillemme valtavien tukien myötä. Ja se tietenkin sitten tuhoaisi Euroopan sisämarkkinoita. Eli investoijat, jotka saavat tällaisia tukia, pyrkivät ehkä hankkimaan EU-yrityksiä ja rahoitussääntöjen mukaan saattaisivat tarjota enemmän kuin muut tarjoavat esimerkiksi muut eurooppalaiset yritykset. Komissiossa hyväksyttiin tänään valkoinen kirja, jossa puhutaan julkisista konsultaatioista, ja meidän täytyy varmistaa, että tuet eivät vääristä yhtäläisiä kilpailumahdollisuuksia Euroopan sisämarkkinoilla. Ja nyt odottelen teidän kannanottojanne. Kiitos. Komissaar, herzlichen Dank. Komission kiitoksia näistä alustuksista. Ennen kuin nyt jatkamme tätä keskustelua, niin ilmoitan ensimmäisen äänestyskierroksen tulokset, niin suokaa anteeksi. Ja sitten toinen äänestyskierros käynnistetään. Eli ensimmäisen kierroksen tulokset näkyvät tuolta taululta. Eli siinä puhuttiin Gunnar Begin koskemattomuuden poistamisesta hyväksyttiin ja sitten Forstadtin koskemattomuuden poistaminen sekin hyväksyttiin. EUn ja Israelin sopimus kohta neljä. hyvä, hylättiin. Sitten kiireellisiä käsittelyä koskevat pyynnöt. No ensinnäkin hallinnoin yhteistyö verotuksen alalla, eli tiettyjen määräaikojen pidentäminen pandemian vuoksi. Se hyväksyttiin. Sitten poikkeuksellisen väliaikaisen tuen tarjoaminen maaseuturahastosta pandemian vastatoimena. Se hyväksyttiin. Ja sitten eurooppalainen kansalaisaloite keruu, tarkastus ja tutkintavaiheiden määräajat, sekin hyväksyttiin. Sitten neuvottelut uudesta kumppanuudesta Ison Britannian ja Pohjois-Irlannin kanssa. Tarkistus 1 hylätty, tarkistus 20 hylätty, kohta 4, kohta 1 hyväksytti kohta neljä, toinen osa hyväksytty. Kohta kahdeksan, piste I, hyväksytty. Tarkistus 2, hylätty. Tarkistus 25, hyväksytty. Tarkistus 26, hyväksytty. Tarkistus 21, hylätty. 22, hylätty. 23, hylätty. 24, hylätty. 3, hylätty tarjotus 12 hylätty, 14 hylätty, 15 hylätty. Sitten kohta 41, kohta 1 hyväksytty, kohta 2 hyväksytty, 5.40, kohta 1 hyväksytty, 55 hylätty. Sitten Tarkistus 16 hyväksytty, 17 hylätty, 18 hylätty, kohta 92 hyväksytty, 91 ensimmäinen osa hyväksytty, 91 toinen osa hyväksytty, 136 tarkistus 13 hyväksytty, sitten kohta 148 neljäs osa 1 hylätty, neljäs osa hylätty, tarkistus viisi hylätty, tarkistus kuusi hylätty, 153 7D hylätty, 158 hylätty, kohta 158 9D hylätty, tarkistus 10 hylätty, tarkistus 11D hylätty, Johdantokappale E hyväksytty. Johdantokappale F hylätty. Johdantokappale J hyväksytty. Sitten vammaistrategia. Eli tarkistus 1 hyväksytty, tarkistus 2 hyväksytty, Kohdan 5 ensimmäinen osa hyväksytty. Kohdan 5 toinen osa hyväksytty. Tarkistus 2 hylätty. Kohta 8 osa 1 hyväksytty. Toinen osa hyväksytty. Tarkistus 3 hylätty. Kappale 16 osat 1, 2 ja 3 on hyväksytty. Tarkistus 4 hylätty. Tarkistus 6 hyväksytty. Kohta 32 ensimmäinen osa hyväksytty ja toinen osa myöskin hyväksytty. Kohta 34 hyväksytty. 36 ensimmäinen osa hyväksytty. Toinen osa hylätty. Kohta 38 hyväksytty 46, ensimmäinen, toinen ja kolmas osa, kaikki hyväksytty. Kohta 50, 46, toinen osa ja kolmas osa kumpikin hyväksytty. Kohta 53, ensimmäinen ja toinen osa hyväksytty. Kappale 60 hyväksytty, 63 ensimmäinen ja toinen osa hyväksytty. Sitten tarkistus 1 hylätty, johdatuskappale G hyväksytty, Johdatuksen kappale L hylätty, Johdatuksen kappale P hyväksytty, Johdatuksen kappale U ensimmäinen osa hyväksytty, toinen osa hyväksytty ja tarkistus 5 hyväksytty. Eli tässä olivat ensimmäisen äänestyskierroksen tulokset ennen kuin käynnistämme toisen kierroksen, niin jatkamme keskustelua. Ja ensin Hansen Kristoff saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Entschuldigen Sie die Verzögerung. Niin, antakaa anteeksi tämä epäröinti ja tämä pieni tauko. minister, dear commission... Kiitos paljon puhemies. Hyvät ministerit, Kiina ei ole ainoana pyrkimässä ostamaan yrityksiä, jotka kärsivät pandemiasta, mutta tämä on elefanttihuoneessa tässä keskustelussa. me tarvitaan lisää realismia. Ei pitäisi lähteä Trumpin tielle. Valkoinen kirja, joka koskee tukia, on tärkeä, mutta toimia tarvitaan ennen muuta. Jos ajatellaan vaikka jotain asia, joka tulee tuotantoon Egyptin valtion tukien avulla. Meidän pitäisi voida puhua yhdellä äänellä kaikilla aloilla ja valvoa suoria ulkomaisia investointeja ja puuttua julkisiin hankintoihin. Jos haluamme pitää kiinni julkisesta tuesta, joka kohdistuisi kauppapolitiikkamme, meidän pitää voida huolehtia reilusta kilpailusta. Kiitos. Frau Jongerius. Kiitoksia. Sitten edustaja Jongerius. Dank u, eh, voorzitter. Kiitoksia, puhemies koronakriisin taloudelliset vaikutukset eivät saa johtaa siihen, että tällä tavalla tehdään voittoa heikoista yrityksiä. Miljoonat työpaikat ovat Euroopassa riippuvaisia ulkomaisista investoinneista. Meidän täytyy keskustella tästä monien kanssa. Ja meillähän on näitä ohjeita tullut hyvin kaukaa Euroopasta. Ja meidän täytyy myöskin miettiä uudelleen sääntöjä, jotka liittyvät ulkomaisiin sijoituksiin, ja meidän täytyy kunnolla merkitellä, mitä ovat strategiset alat. Ovatko vain esimerkiksi tehtaita, joissa tehdään lääketieteellisiä välineitä, tai onko myöskin muita strategisia aloja Euroopassa, joita pitää turvata. Me emme vain katsoa, miten jaetaan tukea. Me, näitähän ostoja täytyy joka tapauksessa tehdä. Ja tässä kyse on siitä, että ihmisten työpaikkoja ja yrityksiä pitää suojella. Kiitoksia. Ja. Seuraava, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvää varaa. Puheenjohtaja, hyvä komission jäsen, hyvät neuvoston eh, jäsen, hyvät kollegat joulukuussa 2019 puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoitti, että komis, hänen johtamansa komissio tulee olemaan vahvasti geopoliittinen. Tänään komissio esitteli valkoisen kirjan koskien valtion tukia, ulkomaisia valtion tukia. Tämä on selkeästi askel siihen suuntaan ja olen siitä tyytyväinen. Samaan aikaan komissio tekee tiivisti työtä kriisinhallinnan puitteissa muun muassa koskien väliaikaisia valtion tukia. Olen esittelijänä kilpailupolitiikkaa mietinnössä, sitä äänestetään huomenna. Kollegoiden kanssa olemme pyytäneet komissiota vahvistamaan kilpailupolitiikkaa globalisaatiossa ja varmistamaan molemmin puolisuus kolmansien maiden kanssa julkisten hallintojen, hankintojen alalla ja valtiontukien alalla. Meidän olisi puututtava kattan oikeudellisen tyhjien ensinnäkin, että ju, ju, valtiotukisääntöjä ei eh, sovelletaan kolmansien maiden toimijoihin, jotka ovat eh, sisämarkkinoilla kilpailusäännöt ja fuusiosäännöt eivät myöskään ota huomioon ulkomaisia toimijoita. Ajatelkaapa vaikka olisi jalkapallo on ottelu, jossa, jossa joukkueeseen sovellettaisiin paljon löysempiä sääntöjä kuin kotijoukkueeseen. Turha katsoa edes koko ottelua, koska ei tarvitse olla mikään ennustaja. Etukäteen tiedetään kyllä jo, kumpi voittaa, mutta täysin epäoikeudenmukaisesti. Covid-kriisi herätti meidät tarpeeseen suojella vain alojamme vihamielisiltä yritysostoilta. Esimerkiksi tällainen ei voi tulla tavalliseksi. Meidän on pystyttävä estämään ja olen tyytyväinen komission mahdollisuuksista, joiden kautta voidaan tutkia näitä tapauksia ja estää tällainen toiminta. Kuitenkin Paljon on vielä tehtävää ja toivon, että julkinen kuuleminen, eh, sen kautta löydetään vastauksia eh, muun muassa siihen, mikä on komission ja jäsenvaltioiden välinen toimivaltuuksien jako, millaisia vapauksia jäsenvaltioille annetaan, jotka ovat eh, jo nyt hyväksyneet oh, hyvin mielellään ulkomaisia investointeja ja antavat tärkeiden yritysten mennä yrit, ulkomaisille yrityksille. Yksi asia on selvä, meidän on oltava yhtenäisiä, muussa tapauksessa meidän mm, erimielisyyttämme hyväksy käytetään. Merci, madame. Euh, Kiitoksia. Ja sitten edustaja Van Spagentag. Thank you. President... Kiitos. Presidentti Trump halusi ostaa saksalaisen kyrväkin, ja tämä oli silmät avaavaa. Hienoa, että valtiot haluavat valvoa tällaisia suoria ulkomaisia investointeja ja puolustaa yrityksiä ulkomaisten valtioiden yritysostoilta. Terveys ja lääke ne ovat tärkeitä aloja Euroopassa. Tärkeämpää kuin osakkeenomistajien edut on kansalaisten terveys. Me tarvitsemme lisävaroja tutkimukseen ja kehitykseen lääketutkimuksessa avointa tiedettä ja myös avoimuutta kustannuksista – sitten muutetaan lääkealaa kaikkien edun mukaisesti on paljon hankalampaa, jos nämä yritykset putoavat ulkomaisiin käsiin. Siksi tätä alaa on suojeltava aggressiivisilta yritysostoksilta erityisesti, jos ne ovat hyvin kansallisia intresseiltään. Kiitos. Van Overtveld. Kiitoksia sitten edustaja Van Overtveld. Komissaaris, äh, komission jäsen, hyvät kollegat. Kaikki aloitteet, joilla tuetaan ja suojataan yrityksiä ulkomaisilta valtauksilta Kiinasta, jotka saavat valtion tukea, niin näitä aloitteita meidän tulee tukea. Kiina ei toimi kansainvälisten sääntöjen mukaan. Siellä suojellaan omia markkinoita ulkomaisilta investoinneilta summittaisesti – ja valtio yhä tiukemmin valvoo internetissä tapahtuvaa toimintaa. Suojelu on hyvä, mutta se on riittämätöntä, jotta voisimme antaa lisäpontta yrityksimmelle. Ne ovat käsineet tässä kriisissä. Eli tässä nyt on kaksi asiaa, jotka täytyy toteuttaa. Meidän pitää vahvistaa sisämarkkinoita. Ilman sisämarkkinoita yritykset eivät mitenkään pysty kilpailemaan kansainvälisesti. Ja toiseksi meidän pitää saada aikaan sisäiset pääomamarkkinat, jotta saamme riittävästi pääomaa yrityksille ja jotta voidaan varmistaa se, että niitä käytetään tehokkaasti. Kiitos. Our next speaker. Kiitoksia. Seuraavaksi Emmanuel Morel. Kiitoksia puhemies. Onpa tässä hukattu aikaa piti odottaa vuoteen 2020 ja piti odottaa tällaista valtavaa kriisiä, jotta komissio ja neuvosto lähtisivät liikkeelle eh, koskien eh, aggressiivista toimintaa, jota tietyt yritykset harjoittavat koskien julkisia hankintoja tai yritysostoja eh, strategisilla aloilla. Tarvittiin, piti odottaa tätä vuotta, kunnes jotkut huomasivat, että esimerkiksi VTOssa Kiina ja Yhdysvallat eivät oikeastaan olekaan kovin innostuneita molemmin vastapuolisuudesta. Vestager ja Breton sanovat, että olemme olleet sinisilmäisiä. Hyvähän tämän tunnustaa, mutta on toimittava. Olen hyvin tarkkaan lukenut valkoisen kirjan. Minusta tämä on hyvin monimutkainen. Siellä on kolmen tason tutkimuksia, valtavasti lomakkeita. Minusta pitäisi mennä suoraan Meidän Pitää olla selkeitä, yksinkertaisia, pragmaattisia. Aivan liian usein halutaan hinnalla millä hyvänsä saada aikaan täydelliset markkinat. Niin ei ole koskaan ollut eikä tule olemaan. Meidän on yrit- suojeltavaa yrityksiä ja työpaikkoja ja, ja, ja työosaamista. Me tarvitaan Buy European Act, tällainen laki. Meidän on puolistettava eurooppalaisia työpaikkoja ja työntekijöitä. Kiitoksia. Merci. Mistä... Kiitos. Sitten Misla Kolakusic. Kollege pravo na istinu i pravo na istinite činjenice jedno temeljnih prava čovečanstva. Kiitoksia. Kyse on erittäin tärkeistä oikeuksista, jotta pystytään tekemään hyviä päätöksiä. Meidän täytyy tuntea faktat. 10. maaliskuuta pyysin, että Euroopan parlamentin ovia suljettaisiin, jotta pystyisimme pysymään täällä ja saamaan, saada tietää totuus tästä viruksesta. Mutta tämän sijaan suljettiin Euroopan parlamentin ovet ja tällä tavalla muutkin ovat sitten sulkeneet ovensa, keskeyttäneet liikenteen ja taloudellisen toiminnan ja tämä on johtanut ennen näkemättömään katastrofin. Edessä on nyt toinen aalto – Eli meidän täytyy tietää faktat. Ja epidemiologistit ja virologit saisivat tulla selittämään meille, miten meidän pitää toimia sitten toukoku- äh, lokakuussa. Kiitos. Kiitoksia. Parlamentti ei sulkenut oviaan. Me olemme ainoa kansainvälinen järjestö, joka toimii monella kielellä ja etätyössä ja on jatkuvasti jatkanut työtään. Ja seuraavaksi Lidia Ferreira. Kiitoksia puhemies. COVID-19-epidemia on aiheuttamassa valtavia tuhoja taloudelle. Euroopan vienti saattaa laskea 450 miljardilla vuoden lopun mennessä. Markkinoiden volatiliteetti merkitsee sitä, että eurooppalaiset ovat ulkomaisten vihamielisten valtausten niillä alttiina. Erityisesti kun kyseessä on kolmansien maiden tukemat yritykset, pääomalla ei ole kansallisuutta. Ja tämä on todella totta pääomaa kuitenkin käytetään poliittisena aseena. Että tämä uhka on sitäkin suurempi, jos ajatellaan, että kyseessä ovat strategiset ja teknologiset alat. Tarvitsemme sellaiset säännöt, jotka mahdollistavat pääoman alkuperänkin tarkastuksen. Tämä pätee myös fuusioihin ja yritysostoihin. Kiitos. Sitten Rafael Glucksmann. Monsieur le Président, chers collègues, port... Puhemies, hyvät kollegat, Pirean satama, Alstom, suuret yritykset, Kurevak, kaikki oli myytävänä tämä todella ulkomaisten investointien seurantamekanismi on aivan välttämätöntä, mutta se on vielä riittämätöntä. Haluaisin kertoa teille tarinan ranskalaisesta tehtaasta, Gersatin tehtaassa. Se oli Euroopassa viimeinen yritys, joka pystyy tuottamaan happipulloja sairaaloille ja palomiehille. Vuosi sitten eh, Luxfer-yritys on päättänyt eh, tämän yrityksen toiminnan päättämiseksi, vaikka voittaja tuli yli, yli yli 55 prosenttia. Menetimme tässä autonomian Turkille ja Yhdysvalloille näin menetimme suverenituutta ja Meillä on kuitenkin kahden tuhannen miljardin euron ase käytettävänä, nimittäin julkiset hankinnat tarvitaan by European Act. Emme voi olla tilanteessa, jossa emme pysty tuottamaan perustuotteita turvallisuudemme kannalta. Kansalaiset eivät anna tätä meille anteeksi ja ovat aivan oikeassa. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Bytikofer. President. Puhemies, komission jäsen. Kun suojellaan Euroopan strategisia aloja, ei ole mitään yhtä ratkaisua, vaan meillä pitää olla kokonainen kalupakki käytössä. On hyvä, että meillä on tämä valkoinen kirja, jossa mietitään, miten voidaan rajoittaa ulkomaisia valtion tukia, mutta meidän pitää myöskin vahvistaa investointien tarkistusmenettelyitä ja kun ajatellaan, kuinka paljon pääomaa on investoitu, ja sehän nyt viime aikoina on vähentynyt, mutta investointien määrä on kuitenkin kasvanut. Eli kiinalaiset investoinnit kohdistuvat nyt pieniin yrityksiin, joilla saattaa olla strateginen rooli. Eli meidän pitää nyt alkaa muuttaa näitä tarkastelumekanismeja sen jälkeen, kun ne tulevat käyttöön lokakuussa ja voimme sitten oppia asiasta lisää. Ja jotta voidaan suojella strategisia aloja, meidän täytyy suojella myöskin niiden toimitusketjuja. Ja olisi nyt hyvä tietää Japanista. Siellä on investointu uudelleen sijoituksiin, jotta voidaan varmistaa toimitusketju. Ja se toimii tässä yhdessä asianmaiden kanssa. Mekin voisimme toimia tässä vaikka Länsi-Balkanin maiden ja muidenkin kumppanien kanssa. Kiitos. Herr Tom Berends. Kiitos sitten edustaja Berendsen. Eh, Kiitos paljon puhemies. Tulevat vuodet osoittavat, miten selviämme tulevaisuudesta Euroopassa. Emme halua kääntää selkämme muille. Pitää toimia yhteistyössä, mutta kuitenkin huolehtia omista eduista eikä ole liian naivi. Ne, jotka haluavat toimia aktiivisesti markkinoillamme, joutuvat noudattamaan sääntöjämme, joissa huolehditaan EUn eduista. Se, että amerikkalaiset haluavat ostaa yrityksen ja saada lääkkeet amerikkalaisille eikä päinsä. Kiinalaiset ehkä myös haluavat ostaa jotain esimerkiksi meidän liikkumisen osalta, mutta se ei käy päinsä. Meidän pitää huolehtia siitä, että meidän markkinoillamme käytetään meidän sääntöjämme ja näin me voimme suojella omaa osamme maailmasta ja huolehtimme samalla siitä, että tulevaisuuden työpaikkoja on edelleen Euroopassa. Kehotan komissiota toteuttamaan nopeasti tämän päivän suunnitelmia. Kiitos. Thank you. Uh... Kiitoksia. Ja sitten komission jäsen Phil Hogan. Thank you, member. Kiitoksia hyvät jäsenet. Haluaisin ensinnäkin kiittää kaikkia tähän tärkeän asian osallistuneille. Ja haluaisin korostaa sitä, että Euroopan unionissa on avoimme, että markkinat tänne toivotetaan tervetulleeksi ulkomaiset investoinnit, mutta on selvää, että niitä on seurattava ja tarkastettava. Olen yhtä mitä Klubskmanin kanssa Hansenin ja muiden kanssa, jotka puhuvat siitä, että tarvittaisiin myös vahvempia mekanismeja kuin nyt on käytössä. Mutta tämä on lainsäätäjien halu. Haluttiin tällainen kevyt datapohjainen lähestymistapa. Komissiossa kyllä haluaisimme vahvempia toimia, jos se vain on mahdollista. Siinä mielessä nämä suoraan, suorin ulkomaisten investointi- ja seurantamekanismi, joka astuu voimaan lokakuussa, sitä pitääkin vahvistaa. Sitten on kaksi asiaa, jotka ovat tärkeitä. Ensinnäkin on vastattava hyvin selkeästi ja vahvasti tähän valkoiseen kirjaan, jonka kollegani Vestager on julkaissut ja esitellyt tänään, niin että selkeästi meidän on tehtävä vielä enemmän suorien ulkomaisten ulkomaisten e, investointien osalta silloin, kun ne vääristävät sisämarkkinoita. Teidän vahva poliittinen tuki olisi oikein tervetullut niin, että voitaisiin saada aikaan kansainvälinen ju- julkisten hankintojen väline. Se on ja vähän jäänyt syrjään vetoan neuvoston ja parlamenttien ja komission niin, että ne tekisivät tiukempaa yhteistyötä niin, että saisimme tällaista asiaa koskevan lainsäädännön mahdollisimman pian valmiiksi. Kiitoksia. Danke, Herr Kiitoksia. Ja sitten komission jäsen Vestager. Well, thank you. Thank... Kiitoksia. Eli toistaisin vielä sen, mitä kollegani sanoi ja mitä Bytikofferkin ehdosti. Eli meillä pitää olla kalupakki. Mitään yhtä ratkaisua ei ole kaikkiin näihin ongelmiin. Ne ovat monimutkaisia asioita, mutta niihin voidaan löytää ratkaisuja. Nyt yritämme vain todeta, että me emme yritysten ja kuluttajien kustannuksella uhraa reilua kilpailua, koska sitä kautta meillä on kohtuulliset hinnat, meillä on innovaatiota, meillä on vaihtoehtoja, mutta samalla emme päästä irti vapaasta kilpailusta. Me tuemme eurooppalaisia yrityksiä silloin, kun ne ovat epäedullisessa asemassa suhteessa yrityksiin, jotka saavat valtion tukea. Kaikkein harmisin tuki on se, että joku maksaa juoksevat kulut. Eli meillä on voimakasta yhteistyötä tällä alalla ja toivottavasti te pyritte nyt saamaan tämän kansainvälisen hankintavälineen. Meidän pitää olla vastavuoroisuutta ja toivon, että korostatte myöskin sitä, että meillä on paremmat hankintasäännöt. Hankinnat ovat kilpailua ja ne, jotka ovat tehokkaita, tehokkaimpia ja laadukkaimpia, heidän pitäisi voittaa, eikä niiden, jotka saavat valtion tukia. Tällä hetkellä Euroopan hallitukset tekevät parhaansa auttaakseen yrityksiä selviytymään viruksen aiheuttamista vahingoista, mutta se tehdään hallitusti, avoimella tavalla, tavalla, jolla voidaan suojata sisämarkkinoita, joka on apuna sitten, kun pyritään luomaan uudelleen työpaikkoja, jotka ovat nyt tuheutuneet. Ja ulkomaiset tuet ovat asioita, joihin meillä ei ole mitään sananvaltaa eikä niistä edes tietoakaan, ja siksi vastustamme niitä. Eli kiitoksia tästä laajasta tuesta. Odottelen tulevaa yhteistyötä myöskin näiden asioiden parissa. Kiitos. Danke für Ihre Kiitoksia näistä aloitteista. Ja sitten vielä ministeri Brynjac, olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitos puhemies arvon jäsenet. Tämä on ollut todella hyödyllinen keskustelu meille kaikille. Kiittäisin parlamenttia siitä, että parlamentti on niin kiinnostunut ja sitoutunut tähän aiheeseen. Olen merkinnyt huomionne muistiin ja välitän tämän viestin neuvostoon. Kuten aikaisemmin sanoin, COVID-pandemian luoma talouskriisi on johtanut siihen, että yritykset ovat alttiita ulkomaisille ostoille. Tästä syystä on huolehdittava siitä, että – pidetään kiinni meille kriittisistä toimista, että voidaan selvitä kriisin jälkeen. Uusi EU-lainsäädäntö, jonka kautta luodaan ensimmäiset ulkomaisten suorien investointien seurantajärjestelmät, hyväksyttiin maaliskuussa 2019. Tämä on astunut nyt voimaan 11. lokakuuta 2020. Tämä toimii täysin. Lopuksi haluaisin toistaa sen, että neuvosto ja jäsenvaltiot – lähtevät kaikkiin tarvittaviin toimiin, jotta voidaan suojella ulkomaisilta yritysostoilta meille ratkaisevan tärkeitä yrityksiä. Kiitos paljon. Kiitoksia. Ennen kuin, siirrymme, ennen kuin siirrymme eteenpäin esityslistalla, meillä on nyt toinen äänestys. Asiat, joista nyt äänestetään – ovat esityslistalla. Ne hyväksyttiin ennen kokousta. Ja eli meillä on äänestysaikaa nyt varttia väli yhdeksään asti. Eli meillä on sama menettely nyt käytössä kuin aikaisemminkin. Kaikki äänestykset ovat nimenhuutoäänestyksiä. äänestyksiä ja voitte sitten nähdä nämä kohdat myöskin sitten täysistunnon verkkosivuilta. Eli nyt käynnistämme toisen äänestyskierroksen ja korostan vielä, että 20.45 asti teillä on äänestysaikaa ja nämä tulokset julkistetaan sitten huomenna kello 9 heti istunnon alussa. Eli nyt sitten komission julkilausuma. Eli matkailu ja liikenne vuonna 2020 ja sen jälkeen. Kuten muutkin puhemiehet, haluaisin vielä muistuttaa, että tässä keskustelussa ei ole spontaaneita puheenvuoroja eikä myöskään sinisiä kortteja. Eli komission jäsen, teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Well, uh, good evening. Uh, hello everyone. Oikein hyvää iltaa ja hei kaikille. Kiitoksia puhemies komission kutsumisesta tähän keskusteluun. Keskustelemme täällä asiasta, joka on tietenkin kaikkien mielissä näinä päivinä, mikä on komission näkemys elpym- ja liikennesektorin elvyttämiseksi nyt kun pikkuhiljaa pääsemme tästä korona viruksen pandemiasta eroon. Olen todella iloinen siitä, että voin olla täällä taas. Kun kesälomat lähentyvät, niin, lähestyvät, niin meidän on tietenkin pohdittava matkailu ja liikennettä käsi kädessä, kuinka fyysisesti pääsemme lomille, mikäli laivat, lentokoneet ja autot ja junat eivät liiku rajojen yli, mutta ihmisetkin kyllä liikkuvat näiden mukana. Se edellyttää luottamusta ja koordinaatiota kansalaiset tarvitsevat selkeyttä, syrjimättömyyttä ja, li- ja liitännäisyyttä. Me kaikki tiedämme liiankin hyvin, että liikenne- ja matkailusektoreihin tämä pandemia iski kaikkein pahiten, erityisesti matkustajaliikenteeseen ainakin 80 prosenttia on vähentynyt eh, liikenneviikin verrattuna viime vuoteen. Liikenne on elintärkeä monille aloille, muun muassa matko, matkailulle ja myös tietenkin tavaroiden kuljettamiselle. Me kaikki olemme niistä riippuvaisia. Se on koko sisämarkkinoiden ja taloudellisen toiminnan selkäranka. Liikenteen eh, palauttaminen EU-hun e asia, jota on nopeutettava samalla kun muistetaan terveysvaatimukset 13. toukokuuta annettiin suuntaviivat koskien ähm, liikennepalveluiden palauttamiseksi ja yhteenliitettävyyden parantamiseksi se koskee kaikkia liikennepalveluja ja siellä on erityisiä suosituksia kutakin liikennemuotoa varten. Olemme tarjonneet suuntaviivoja myös matkailupalveluiden palauttamiselle turvallisella tavalla koko EUn järjestelmissä hotellit ja ravintolat ja myös matkanjärjestäjät ovat tässä mukana on esitelty myös suuntaviivoja koskien vapaata liikkuvuutta ja tällaisten matkakuponkien houkuttelemasta tekemiseksi. Meillä on nyt välineitä, jotta voidaan aloittaa tämä tärkeä vaihe taloudessamme alalla, joka on niin tärkeä taloudellisesti. Mihinkään, mikään tehtävä ei tietenkään ole riskitön Meillä on suuntaviivoja ja protokolleja, joita virastot ovat kehittäneet ja niissä on otettu huomioon kaikki mahdollisuudet ja pyritty välttämään riskejä ja näin mahdollistetaan liikenteen käyttäminen. Suuntaviivojen täydennettävä laajasti liiteviitettävillä tiedonannoilla koskien näitä toimia, niin että kukin kansalainen voi tehdä päätöksiä, tietää mistä on kysymys ja samalla välttää terveysriskejä matkustaessaan. Kaikki ähm, matkailu- ja liikennealan toimet on oltava suhteellisia ja riskiperusteisia. Jo tällä viikolla ollaan äh, äh, poistamassa näitä matkustusrajoituksia jäsenvaltioissa. Nyt tarvitaan kohdennettuja toimia, puhdistusta, suojavälineitä, välineitä sähköisiä lippuja ja liiallisia ruuhkia solmukohdissa. Ihmiset tarvitsevat luottamusta siihen, että he uskaltavat aloittaa matkustamisen uudelleen. Lentoliikenne on luonteeltaan omalaatuinen, siksi e lentovirasto ja e tautien ehkäisyvirasto ovat antaneet suosituksen, joka perustuu komission suuntaviivalle. Siinä selvitetään, että olisi ryhdyttävä tiettyihin toimenpiteisiin. On mukana tiettyjä tiettyjä vaatimuksia, kuten sairaalatasoisia filtreitä ja suodattimia, riski on saatava hyväksyttävälle tasolle. Yhteistoiminta on keskeistä, koska liikenne tietenkin luonteensakin mukaan jo rajat ylittävää on aivan selvää, että yhteyksien palauttaminen on oltava koordinoitua. Meidän on varmistettava se, että kaikki toimet, jotka, joita tehdään koskien lähtemisiä ja saapumisia, ovat molemminpuolisesti puolisesti hyväksytty ja muussa tapauksessa tästä tulee liian ras, rasittavaa, kallista tai joskus mahdotontakin tästä matkustamisesta. Jatkamme joka tapauksessa hyvää yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa liikenteen yhteyspisteverkoston kautta. Se perustettiin COVID-19-kriisin alussa mm, komission suuntaviivojen mukaisesti. Turvallisuus ei tietenkään vielä riitä luottamuksen rakentamiseksi. Se perustuu myös ennakkotapauksille ja haluaisimme, eh, että, kan- että kansalaisia suojellaan EU-ssa joka vaiheessa. Komission on aina ollut sitä mieltä, että, kom- että kansallisilla on oikeus takaisinmaksuun. Sitä ei pidä rajoittaa, erityisesti ne kuluttajat, joihin kriisi on iskenyt pahasti nämä kuluttajat lähtevät matkustamaan uudelleen ainoastaan, mikäli he ovat varmoja siitä, että mikäli matka peruntuu, he voivat saada rahansa takaisin. Myös koko sektorin toimijoiden on voitava palata töihin. On varmistettava rahoitus ja julkinen tuki yritys, yrityksille e, ja investoinneille. Nämä ovat kaikki edellytyksiä sille, että matka matkailu- ja liikennejärjestelmä saadaan jälleen käyntiin. Komissio on tehnyt tätä varten ehdotuksen vahvaksi EUn talouden elvytyspaketiksi. Tietyt talouden alat eivät kuitenkaan siellä saa tiettyä määrättyä summaa, mutta on aivan selvää, että ne taloudelliset ekosysteemit, kuten liikenne ja matkailu, jotka ovat tästä kärsineet, ne voivat hyötymään monista rahoitusmahdollisuuksista ne voivat hakea tukea, kun, kunhan tämä paketti hyväksytään nopeasti. Se tarjoaa ähm, paljon mahdollisuuksia ähm, äh, alusten lavarakennukselle, ilmailulle, matkailulle ja liikennesektorille yleisesti ottaen tänä vuonna ja myöhemminkin haluaisin, että jäsenvaltiot ja yksityiset yrittäjät hyödyntäisivät käytettävissä olevia EU- välineitä saadakseen lisää likviditeettiä ja päästäkseen vahvasti elpumisen tielle. Komissio ehdottaa tätä pakettia, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia 1,1 miljoonaa MFF äh, ja 750 äh, miljardia Next Generation EU-ohjelman kautta. Myös verkkojen Eurooppaan saadaan 1,5 miljardia euroa lisää yleiseen budjettiin investointien vahvistamiseksi ja TNT-verkostoa äh, stimuloidaan, että se saa valmiiksi 2030 menneksi. Pyritään antamaan erityistä tukea äh, sisämaa, sisävesistöliikenteelle ja raideliikenneteille, jotka ovat vihreitä tapoja edelleen mm, pyrimme verkostoja kehittämään vihreän agendan mukaisesti. Invest EU saa myös yli 30 miljardia lisää. Tähän liittyy myös investointiväline ja mahdollisuus antaa tukea uudelle vihreälle teknologialle, joka on tarpeen liikennesektorille. Sitten kestävän kasvun ikkuna on melkein kaksinkertaistettu. Nyt siinä on 20 miljardia euroa takia, joiden kautta voidaan edistää yksityisiä investointeja ja, ja, ja infrastruktuuria 160 miljardia kaiken kaikkiaan hyödyttää koko taloutta, mukaan lukien liikenne. Jäsenvaltiot voivat jättää omat el- elpymisiä vahvistumissuunnitelmansa huhtikuuhun mennessä lainojen saamiseksi. Olen varma siitä, että investointi liikennejärjestelmiin tulee olemaan hyvin korkealla elpymisagendoissa e- eri maissa, koska se on mainittu lähes kaikissa EU-ohjausjakson e raporteissa, joille tämä toiminta perustuu. Sitten on tietenkin solvenssiväline ja eurooppalainen strategisten investointien rahasto 26 miljardia ja siitäkin saadaan yksityistä pääomaa niille aloille, joihin kaiken pahiten on vaikuttanut koronavirus. Kaikki nämä välineet tukevat kestävyys- ja digitalisointitavoitteita. Tulevassa strategiassamme e, e, e, liikennettä koskevassa tiedonannossa todetaan, että paljon on muuttunut, mutta – mutta eh, kestävän muutoksen pyritään edelleenkin. 20 prosenttia budjetista menee jo ilmastoystävälliseen toimintaan ja edelleen tilanne vahvistuu liikenne, liikenteen osalta erityisesti. Lopuksi haluaisin kiittää Euroopan parlamentin päätöslauselma. Siinä on otettu esille monia merkittäviä asioita. Kun katsotaan eteenpäin, niin otetaan tietenkin oppia myös menneisyydestä viime kuukausilta tilanne on ennalta näkemätön ja nyt voin ehkä sanoa, että olemme viisaampia ja paremmin valmistautuneita. Odotan nyt kommentteja ja kysymyksiä. Kiitoksia komission jäsen näistä selityksistä. Ensimmäisen puheenvuoronsa Estaras Ferragut, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies Matkailu ja liikenneala ovat olleet ne, jotka ovat eniten kärsineet pandemiasta. Kolmannes ihmiskunnasta on joutunut pysymään kotonaan. Ilmailu on vähentynyt 90 prosenttia, matkailu on ollut käytännössä nolla. Tämä on meidän talouskasvumme pohja. Ja se on ollut merkittävin tekijä Euroopan taloudessa. Eurooppa on maailman ykkösturistikohde. Matkailu on muutakin kuin vapaa-aikaa. Se on solidaarisuutta, kohesiota, kulttuuria – tulevaisuutta. Ja siksi me tarvitsemme eurooppalaisen vastauksen. Kansanpuolue on halunnut toimia tässä tehokkaasti ja siksi pyydämme, että priorisoidaan elvytyssuunnitelmaa. Meillä pitää olla selkeä toimintasuunnitelma, meillä pitää olla varmuutta, meillä pitää olla koordinointia ja meillä pitää olla varmuutta. Me tarvitsemme varmuutta kansanterveyskysymyksiin ja turvallisuuskysymyksiin, jotka liittyvät toisiinsa – Eurooppalaisten toimien pitää sopia yhteen. PK-yritysten tukeminen, siis matkailualahan yli 90 prosenttisesti on PK-alan yrityksiä. Ja yhteydet, meidän täytyy ottaa jälleen käyttöön yhteydet vaikka Kanarian saarelle, Baleareille. Ja meillä pitää myöskin olla tulevaisuuden strategia matkailun liittyen. Vetoamme nyt toimintaan. Meillä ei ole aikaa hukattavana, koska kyse on Euroopan tulevaisuudesta. Ei ole Eurooppaa, jossa oli solidaarisuutta, mutta Eurooppa ei myöskään olisi olemassa ilman matkailua. Kiitos. Danke. Ja Kiitoksia. Ja sitten kollega Iskvam. Tisztelt biztos kedves kollégák, szociál... Kiitos. Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat, sosiaalidemokraattisena parlamentin jäsenenä Puhun 27 miljoonan työntekijän puolesta. Budapestiläisen hotellin vastaan otossa työskentelevän tai viinitarhalla tai lentokoneissa. Kaikki kysyvät, mitä teette auttaaksenne meitä, koska matkailua, turismia on tähän mennessä pidetty alana, no, jota ei tarvitse tukea. vähän moni kulta monia tuo verotuloja. Mutta nyt nähdään, että tämä ei ole totta. Siksi sosiaalidemokraattinen parlamenttiryhmä vaatii välittömiä toimia. Epimissuunnitelman on tuettava matkailun alaa. Tarvitsemme kriisinhallintasuunnitelmaa, eurooppalaisen matkustajien oikeuksia takavan järjestelmän. Tarvitsemme pitkän aikavälin kestävyyttä. Tarvitsemme uutta älykästä strategiaa. Tämä on se ehdotus, jota ajaisin tässä. Meidän on tuettava tätä alaa, jotta se voi selvitä hengessä ja matkailu toteutuu myös tulevaisuudessa. Kiitos. Sitten Bausa Dias. Kiitoksia, puhemies, komission jäsen. Kuukausikaupalla on puhuttu nyt komp- kompromisseista ja että matkailu on 10 prosenttia BKTstä EU:ssa. Se on strateginen ala EUlle ja komissio on täysin sitoutunut siihen, että maat, jotka ovat riippuvaisia matkailusta, niin niitä tuetaan. Mutta tähän ei voida tyytyä. Emme voi vain saada suosituksia tietäen, että niitä ei noudateta muissa jäsenvaltioissa. Miksi komissio on pyytänyt 13. päivä, että päätetään karanteenit, kuten kun taas Espanjan hallitus on esimerkiksi määrännyt omat karanteenit. Ja miksi nämä rajat on avattu epäkoordinoidulla avalla? Tietyt maat ovat joutuneet sitten toimimaan eri tahtiin kuin toiset maat, jotka ovat samassa tilanteessa. Ja miksi ala, jolla työssä oli 22 miljoonaa ihmistä ja joka on 12 prosenttia työpaikoista, ei ole saanut euroakaan tukea EUn varoista? Matkailu on nyt komissiolle toissijainen ala. Se on kuultu täällä jo liian monta kertaa. Ja pelkään pahoin, että näin kuullaan myöskin tulevaisuudessa. Ja Thomas Cookin konkurssi osoitti, että meillä täytyy olla yhteinen strategia, jonka kautta voidaan varautua tilanteisiin, eikä vain sitten toimia tällä tavalla. Eli komission jäsen Renew Europein ja Siltatannusin ja Balearin edustajana, sehän on matkailun kannalta tärkeä alue, niin me haluamme Eurooppa-merkintää. Eli avataan rajat, laatustandardit, jotka ovat kaikille yhteisiä, ja vielä EUn edistäminen matkailukohteena. Eli komission jäsen, me tuemme teitä, jotta poliittisesti johdatte tätä prosessia. Me olemme aina rinnallamme matkailukysymyksissä – ja Euroopan puolesta ja eurooppalaisten puolesta. Kiitos. Ja kollegi Roman Kiitos sitten edustaja Haidan. Kiitos puhemies. Valitettavasti matkailu on käsinyt eniten tästä kriisistä ja siksi on todella surullista, että komission puheenjohtaja von der Leyen tänään puheessaan ei viitannut sanallankaan turismiin. Nyt on tuettava matkailun alaa, joka on niin tärkeä. Samalla liikennealaa, joka on ratkaisevan tärkeä, on autettava näitä aloja. Tarvitsemme epäbyrokraattista tukea, joka menee todella oikeille vastaanottajille. Ja lisäksi nyt ajatellaan vihreän kehityksen ohjelmaa juuri liikenteessä ja matkailun alalla – Tämä on hyvin hankala tilanne, jos uudistuksia ei tehdä. Sen sijaan, että nyt haitettaisiin tämän alan toimintaa, komission pitäisi lähteä liikkeelle tukemalla myös niin, että saadaan suunnopeusjunaverkosto toimimaan. Kiitoksia edustaja Tilimets. Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kommissarin. Kiitoksia tämän COVID-19-epidemian jälkeen niin meillä pitää olla koordinointu matkailun avaaminen Euroopassa. On siis hyvä, että meillä on näitä suosituksia komissiolta, mutta meidän täytyy katsoa myöskin tulevaisuuteen. Meidän täytyy miettiä terrorismia ja matkailua tulevaisuudessa. Sitten on ilmastokriisi. Se ei katoa pandemian myötä – ja sitten matkailu- ja liikenneala. Niidenkin täytyy osaltaan vähentää jälkeämme. Kriisistä olemme oppineet, että ihmiset ja yhteiskunnat pystyvät muuttamaan tottumuksiaan. Me pysymme kotona, emme lentäneet ja kävelimme enemmän, pyöräilimme enemmän. Ja nyt meillä on ainutlaatuinen tilaisuus miettiä uudelleen matkailuja. ja ja meidän täytyy miettiä esimerkiksi yöjunia ja tähän liittyviä infrastruktuureita. Tämä on myöskin tilaisuus miettiä maataloutta ja maaseudun kehittämistä matkailu mielessä pitäen. Haluan kestävän matkailun suunnitelman Eurooppaan ja silloin tämä on win-win-win tilanne. Kaikki voittavat hyvät työolosuhteet, terve ympäristö ja näläisen miellyttäviä ja turvallisia kokemuksia matkailijoille. Kiitos. Ski. Sitten edustaja Krakowski. Pani komisarz, niewiele branż poniosło tak duże straty. Puhemies, hyvä komission jäsen on harvoja alue, aloja, joihin tämä kriisi olisi iskenyt yhtä pahasti kuin matkailu- ja liikennealoille yhdessä yössä toiminta piti melkein kokonaan lopettaa. Elpyminen edellyttää vuosia ja valtavaa rahoituksellista ja organisatiivista ponnistusta. Ja tässä on nyt työtä jäsenvaltiossa. Euroopan komission suositukset eivät riitä. Tarvitsemme todellista tukea ilman näitä ilmastotavoitteita. Ne ovat aivan mahdottomia saavuttaa. Meidän se rajoitettava lopetettava muun muassa mobiliteettipaketin toteuttaminen. Se on hyvin kallis ja, har- ja haitallinen. Komission olisi arvioitava uudelleen niitä lakeja, jotka tuovat lisää taakkaa. 15 jäsenvaltiossa on näytetty tietä eteenpäin, kun puhuttiin näistä lentoliikenteen matkakupongeista. Valitettavasti kukaan ei kuullut, kuunnellut näitä järkeviä argumentteja. Danke. Nun hat um das Wort gebeten. Kiitoksia. Ja sitten seuraavaksi Kontuura. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Kiitos puhemies. Komission jäsen. Matkailu on hyvin tärkeä ala, kun ajatellaan kehitystä. Samalla tämä on ala, joka kärsii covidista eriten. Miljoonat työpaikat ovat uhattuna, työntekijöiden oikeuksia leikataan ja palkkoja leikataan varmasti myös. Matkailussa on kyse meitä vieraanvaraisesti vastaanottavista. Meidän on tuettava yrityksiä, jotka kärsivät likviditeettiongelmista, jotta ne selviävät tästä vaiheesta on pyrittävä eroon tilanteesta, josta vankimmat yritykset ostavat nyt pienyritykset ja haittavat näin kuluttajan valinnan mahdollisuutta. Tänään keskustelemme matkailun jatkumisesta. Kansalaisten on kuitenkin saatava tukea ja myös yritysten tällä saralla. Samalla tarvitaan tulevia toimia, eurooppalaista mekanismia, jolla tuetaan kriisinhallintaa, jotta voidaan maksaa myös korvauksia. Lisäksi tarvitsemme kestävän matkailun eurooppalaista strategiaa. Kiitoksia. Ja sitten Turin Rockmack. We are in the midst of the... Olemme nyt covid-kriisin ytimessä liikenteessä on ongelmia, mutta liikenne tarjoaa myös ratkaisuja. Miksi meidän olisi saatava aikaan nopea matkustajan rautatieverkko HSPNR? verko, verkko, joka yhdistäisi kaikki suuret kaupungit Euroopan unionissa. COVID-19-kriisin keskellä. Miksi tällainen tarvittaisiin? Siksi, että julkinen julkisilla menoilla kannattaa taistella talouskriisejä. Tämä on aivan loogista. Ja siksi, että jos investoidaan vihreän hankkeeseen kestävän tulevaisuuden puolesta, se hyödyttää kaikkia ja tässä on järkeä. Ja siksi, että infrastruktuuriinvestointia tarvitaan talouskasvun puolesta. Ja siksi, että tulevat sukupolvet haluaisivat tietää, mihin tänään käytetyt rahat oikein menivät. Siksi tarvitsemme kunnianhimoisia, käsin kosketeltavia ohjelmia ja budjetti, joka mahdollistaa sen. Ja tästä syystä nyt olisi todella panostettava tällaisen nopean matkustaja rautatieverkon puolesta. Kiitoksia. Danke, Herr Kollege. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Salini. Grazie. Kiitoksia puhemies ja hyvää iltaa komission jäsen. Kiitoksia tästä keskustelusta. Näin me voimme käsitellä päätöslauselmaa, joka käsittelee tätä aihetta, josta kollegat puhuivat. Eli se on hyvin keskeinen. Kriisin vaikutukset ovat heikentäneet matkailualaa. Matkailuala on hyvin merkittävä. Se liittyy moniin muihinkin aloihin. Esimerkiksi liikenteeseen, kulttuuriin, talouskehitykseen. Ja erityisesti on yksi aihe, joka on minusta tärkeä. Ja sitä pitää myöskin rahoittaa. Meidän pitää varvoa, valvoa inhimillisen pääoman laatua pk-yrityksissä vuosien varrella sinne on kerätty pätevää henkilöstöä ja nyt he saattavat menettää nämä ihmiset. Kun näytän hotelleja ja ravintoloja, niin siellä on henkilöstö, joka saattaa nyt hävitä. Eli sosiaalinen vaikutus saattaa heille olla hyvin vakava ja me maksamme siitä sitten kaikki myöskin kulttuurin tasolla. Kiitoksia. Danielsson. Kiitoksia ja sitten edustaja Danielsson. För ordet. Kiitos puhemies. On hyvin sopivaa, että tällä viikolla Euroopan parlamentissa hyväksytään matkailupäätöslauselma. Viikko lähti liikkeelle niin, että monien maiden rajoja avataan. Lomat lähestyvät, kesälomat lähestyvät ja on tärkeää, että voimme avata mahdollisuuksia matkailulle Euroopassa. Turistit saavat kokea uusia asioita, mutta erityisesti 22 miljoonaa turismilla elävää tarvitsee tätä. Monet puhuivat jo siitä, että matkustajien on voitava turvallisesti matkustaa lentokoneilla, junilla, busseilla ja yöpöä hotelleissa. Myös hotellissa työskentelevien kaupan työntekijöiden, ravintolijoiden ja siivojen pitää voida tehdä turvallisesti työtä. Nyt kun taloutta avataan askel askeleelta, pitää huolehtia turvallisuudesta ja terveydestä työntekijöitä ajatellen. Talous on tärkeää, mutta myös ihmisten terveystyöpaikalla. Kiitos. Dankeschön. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Campo Menosi. Presidentti, ich möchte auf Italienisch eh, sprechen. Kiitos paljon, puhemies. Haluaisin puhua Italiaa. per essere qua, di confronto con lei. Kiitoksia, hyvä komission jäsenvalian. Olemme jo täällä puhuneetkin aikaisemmin, millä tavalla tämä kriisi vaikuttaa matkailuun ja liikenteeseen. Käytän tänään puheenvuoron erityisesti koskien matkailua Kuten kollegat täällä sanoivat, se on hyvin tärkeä sektori Italiassa. Matkailusta tulee 13 prosenttia BKTstä. On paljon puhuttu siitä, kuinka voidaan toimia talouspuolella, mutta oikeastaan pitäisi toimia myös ilman kustannuksia yksinkertaistamalla lainsäädäntöä. Brysselissä komission taholta viitan tässä palveludirektiiviin. Siitä olemme puhuneet myös komission jäsen Bretonin kanssa. Voidaan puuttua tämän soveltamisalaan. Esimerkiksi kylpyläala on Italiassa ollut jumissa, koska on tämän direktiivin panosta saattaa aiheutua ongelmia. Direktiivi on vuodelta 2006, nyt olemme vuodessa 2020. Voitaisiin toimia niin, että tämä kyseinen sektori suljettaisiin pois. Kiitoksia. Seuraavaksi Lundgren. Tack för ordet, herr talman. Kiitos puhemies. Niin, minähän olen sitä mieltä, että matkailu ei ole oikeastaan asia, johon EU pitäisi puuttua. Matkailu on usein kansallinen tai alueellinen kysymys, usein jopa paikallinen. Ja minusta meidän pitäisi ymmärtää, että tänä kesänä emme näe sellaista matkailuvuotta kuin yleensä. Ruotsissa esimerkiksi on hallitus, joka on hoitanut pandemiakysymyksen niin valtavan huonosti, että me emme ole tervetulleita muihin maihin. Ruotsalaisia ei päästetä muihin maihin. Siksi meidän on ymmärrettävä, että tässä menee nyt aikaa ennen kuin voimme palata matkailuun, joka olisi siis samanlaista kuin aikaisemmin. Tämän pandemian loppua ei nähdä pitkään aikaan, pahoin pelkään, mutta matkailu on tuettava. Ja tämä tehdään parhaiten jäsenvaltioiden hallitusten toimesta, eikä EUn puolelta. EUhan mielellään haluaa sotkeutua kaikenlaisiin kysymyksiin, joita hoidettaisiin paremmin kansallisella tasolla. Kiitos. Kiitoksia. tämän edustaja Hertug. Kiitoksia puhemies, komission jäsen. Koronakriisi on osoittanut meidän rajamme ja se osoitti, että Euroopan unioni ei ikävä kyllä ole se unioni, jonka haluaisimme. Mutta se tarkoittaa, että meidän täytyy sitten pyrkiä siihen, että EUsta tulee parempi. 72 miljoonaa ihmistä tekee työtä matkailun parissa. Se on 13 prosenttia Euroopan bruttokansantuotteesta. Ja kun ajatellaan tätä pakettimatkailua, se toi miljardeja Eurooppaan. Eli meidän täytyy nyt ratkaista nämä ongelmat. Eli PK-yritykset, matkatoimistot, palveluntarjoajat, niillä on nyt likviditeettiongelmia ja meidän täytyy tarttua näihin ongelmiin. SND-ryhmässä me ehdottamme eurooppalaista matkatakuurahastoa, Siinä olisi 5-7 miljardia Eurooppa ja 32 miljardia jäsenvaltiot tällä hetkellä ovat jo keränneet lentoyhtiöiden peräs pelastamiseen. Ja me vaadimme tätä parlamentissa, että perustettaisiin tällainen rahasto. Kiitos. Kiitoksia ja sitten vielä komission jäsen loppupuheenvuoro. Well, thank you very much for your comments. Kiitoksia. Suuret kiitokset näistä kommenteista. Olemme varmasti täällä kaikki aivan samaa mieltä. Olemme yhtä mieltä siitä, kuinka merkittävä me, mm, rooli matkailulle ja liikenteellä on talouksillemme. Olemme kaikki huolissamme siitä, miten tämä asia kehittyy tulevaisuudessa ja kuinka pääsemme tästä kriisistä eteenpäin. Sanoin Aivan alussakin puhuin tästä jo jonkun verran ja annoin jotakin viittauksia koskien tulevaisuutta. Uskon, että monet teistä tekevät kuten mekin. Meidän on todella kehiteltävä jonkinlainen hätäsuunnitelma, niin että ensi kerralla – toivottavasti niin nyt ei käy, mutta jos näin uudestaan kävisi, niin olisimme paremmin valmistautuneita toisella kertaa ja on myös katsottava, mitä on tästä opittu. Tämä on asia, joka on hoidettava hyvin pian. Meidän on opittava kokemuksistamme tästä kriisistä, jotta voimme suoriutua paremmin. Kuten Erttu sanoi, tämä osoitti meidän rajamme se on totta. Puhumme matkailusta siksi, että siihen osui tämä ja niin pahasti. Tämähän on pitkä keskustelu subsidiariteetista ja siitä, mitkä ovat asioita, jotka kuuluvat EUlle ja miten sen valtioille ja missä määrin. Tietenkin silloin, kun ongelmia tulee, niin kaikki katsovat Brysseliin – päin ja todella olisin halunnut ja toivonut, että meillä olisi ollut varoja, joilla toimia, mutta meillä ei ollut Euroopan tasolla sellaisia varoja, joita tarvittiin tähän maksuvalmiuskriisiin, joten meidän oli pyydettävä jäsenvaltioita asettimme tämän joustavan valtion tukimekanismin ja meidän oli myös otettava kuluttajia, kun tuimme yrityksien maksuvalmiuksien kanssa tietenkin yksi asia, jota on opittu tästä, koskee sitä, sitä mitä tehdään maksuvalmiuskysymyksellä silloin, jos valtavia määriä esitetään takaisin maksupyyntöjä ja on esitetty tällainen ajatus eurooppalaisesta rahastosta, mutta se edellyttää budjettia, mikäli jäsenvaltiot haluaisivat tällaisen rahaston rahaa panna, niin mikä siinä mutta sitten niin kun ajatellaan kaikkia monimutkaisia neuvotteluja, joita meillä on ollut budjetin ja MFFn kanssa, niin en ole huomannut, että olisi hirvittävästi halua tällaista rahastoa perustaa Euroopan tasolla. Meidän on ymmärrettävä se tosiasia, että kansallisella tasolla on useita järjestelmiä, joiden kautta annetaan tämän tyyppisiä takeita. Ja niistä voidaan täällä kertoja ja ottaa oppia jäsenvaltioista eh, opittuihin asioihin olisi otettava mukaan myös se, että emme voi pärjätä ilman, eh, ilman eh, rahastoa, jonka kautta tämä voidaan taata. Muussa tapauksessa nämä ongelmat on hyvin vaikea ratkaista. Olet varmaankin oikeassa. Tätä pohditaan, kun ajatellaan tätä valtion tukien käyttöä. Voi olla, että se aiheuttaa vääristymiä sisämarkkinoille kilpailun joissakin jäsenvaltioissa on enemmän kapasiteettia auttaa yrityksiä, toisilla vähemmän. Ja pelkäämme, että tulevaisuutta ajatellen tilanne on epätasapainoinen, mutta ajatelkaapa vaikka, että ehdottaisimme tällaista solvenssien välinettä, joka olisi kohdistettu investointirahastoon varten niin, että sen kautta voitaisiin myös ostaa pääoma niiltä yrityksiltä, jotka ovat saaneet vähemmän tukea ja jotka olisivat tuen tarpeessa että todella Euroopan tasolta voittaisiin tukea antaa, kun kansallista tasolta sitä ei saatu. Olemme aika pitkällä ja olemme mukana keskusteluissa rahoitusinstituutioiden kanssa niin, että voisimme kartoittaa ja katsoa, miten nämä kaikki välineet, joita meillä on jo käytössä, ja niitä on aika paljon, kuinka niitä voidaan eri tilanteissa käyttää. Tavoitteena me on tukea niitä, jotka eivät ole vielä saaneet tukea, mutta ovat kuitenkin elinkelpoisia yrityksiä, niin että niitä kannattaisi tällaisen Euroopan tasoisen välineen kautta tukea. Matkailu alan liikenteen työntekijät ovat hyvin kriittisiä aivan kättelyssä korostimme sitä, kuinka tärkeää on, että kriittisen työntekijöinä kohdellaan näitä liikenteen henkilöitä. Heitä ei haluttu laittaa karanteeniin rajat ylittävissä tapauksissa myöskään kutakin liikennemuotoa varten. Korostimme sitä, millaisia suojatoimia tarvitaan erityisesti liikennealan työntekijöille. Sama pätee matkailuun mielestäni hotellialalla esimerkiksi on aivan selvää, että jos siellä sairastutaan, niin eihän se toimi. Me, meidän on varmistettava, että eh, näiden henkilöiden tilanne on turvallinen, että he voivat tarjota palveluja. Tätä tuen täysin. Sitten pk-yritykset. otimme hyvin nopeasti käyttöön joitakin välineitä. Kollegani komissiossa tässä toimivat ja esimerkiksi meillä oli SURE-ohjelma kyseessä on väline, jolla tuetaan erityisesti työpaikkoja. 100 miljardia euroa lainoina laitettiin välineeseen ja pyrimme näin tukemaan lyhytaikaisia työjärjestelmiä auttamaan, auttamaan, pyrimme auttamaan jäsenvaltioita auttamaan itsenäisyjä ammatinharjoittajien tulojen menetystapauksessa. Riittääkö se? En tiedä. Tietenkin tämä on kesken oleva prosessi ja vielä arvioimme sitä, kuinka nämä kaikki ehdotukset ovat toimineet. Ja sitten tämä seuraavan sukupolven EU-väline – on hyvin tärkeää elpymistä varten. Olemme ajatelleet, että ensi vuoden alkuun painotettaisiin paljon varoja ja saataisiin paljon pääomaa liikenteeseen, joka johtaisi työpaikkojen ja tuottavuuden no- nousuun eri talouden aloilla. Uskon, että tämä nyt kattaisi nämä asiat, joita olette ottaneet tänne esille. Yksi yksinkertaistetut menettelyt ovat tärkeitä. Kyllä kollegat ovat ottaneet näitä viestejä vastaan kollegiossa. Te olette tällaista viestiä lähettäneet niin, että voisimme vielä pohtia tätä tilannetta paremmin. Kun puhutaan tulevaisuudesta, saatte tämän strategian ja sen, siitä alkaa julkinen kuuleminen ja vuoden loppuun mennessä saatte strategiamme koskee älykästä, kestävää häiriönsietokykyistä liikennettä. Ja se on meille hyvä mahdollisuus katsoa tulevaisuuteen, kun puhumme matkailusta, niin kyllä mat- matkailulle tulevaisuuden on oltava kestävää ja tällaista keskustelua meille, meidän on käyttävä enkä halua unohtaa sitä, että meillä on paljon alueellisen tason matkailujärjestelmiä, koska ajattelimme, että tällä kriisillä on vaikutuksia alueellisella tasolla ja on alueellisia tarpeita ja tilanteita, jotka eroavat toisistaan. Ja siksi rahoitusta tehtiin tuolla tasolla saatavilla olevaksi. Kyseessä on terveysalan kriisi ja tilanne vaihtelee paikasta toiseen. Meidän on luotettava toisemme ja, ja tehtävä selväksi, että niin kauan kuin meillä on kunnon hoitoa tai rokotetta, niin riski on aina olemassa. Viruksen kanssa on nyt vain elämää jatkettava. Tämä nyt valitettavasti on tilanne. Meidän on sopeuduttava tähän ja pyrittävä toimimaan turvallisesti ja palauttamaan kuitenkin liikenne- ja matkailualan toiminta. Kiitoksia tästä illasta ja odotan seuraavaa tapaamista. Kiitoksia. Danke für die, Kiitoksia siitä, että kommentoitte erikseen kollegoiden puheenvuoroja. Keskustelu on päättynyt ja huomenna kello yhdeksän julistamme sitten toisen äänestyskerroksen tulokset. Ja loppuäänestys sitten järjestetään perjantaina. Ja toivotan teille kaikille hyvää illanjatkoa.